Onorevoli colleghi. Arvon kollegat. Valitettavasti kaksi tuntia sitten kuulimme, että Pavel Adamovic, joka on Kantsikin pormestari, on, ei, ei jäänyt henkiin eilisestä hyökkäyksestä. Ne, jotka tunsivat hänen, tietävät, että hän oli omistautunut kansalaisille – hän oli jatkuvasti kuulolla kansalaisten suuntaan. Haluan Euroopan parlamentin nimissä äh, ilmaista osanottomme hänen läheisilleen, perheelleen ja koko kantsikin kaupungille. Kaksi, äh, tuntia sit, kaksi viikkoa sitten äh, Strasbourgissa oli hyökkäys, joka johti siihen, että että viisi ihmistä kuoli. Valitettavasti me olemme joutuneet jälleen kerran suremaan ekstremismin ja radikalisoitumisen seurauksia Euroopassa. Eurooppa syntyi, jotta voisimme taata rauhan ja taistella väkivaltaa vastaan. Ja nyt kuitenkin Euroopan jäsenvaltiotkin ovat tavallaan erkaantuneet toisistaan. Unkari, Saksa, ne, nämä ovat maa, maita, joissa antisemitismi on nostanut päätään. Mutta ei riitä, että me vain tuomitsemme nämä asiat. Meidän täytyy vaatia, että kaikki kantavat vastuunsa näistä asioista kun meidän täytyisi voida keskustella. Keskustelu on demokratian ytimessä ja sen täytyy kunnioittaa mielipideerojakin. Nämä erot eivät koskaan saa muuttua väkivallaksi. Suullisestakin väkivallasta voi tulla fyysistä väkivaltaa. Tällainen viha ei ole meidän unionimme rauhanomaisen kehityksen tavoitteen mukainen. Meidän täytyy kaikkien ö, olla valppaina myös somessa. Strasburgin hyökkäys osoitti, että me emme voi ö, levätä laakereillamme. Meidän täytyy taistella ja torjua terrorismia kaikissa sen muodoissa. Haluan, että muistamme uhreja. Kuten tiedätte, niin Tällä viikolla me keskustelemme Strasbourgin pormestarin kanssa siitä, kuinka voimme kunnioittaa uhreja. Ja Pyrossa Antoni, keskustelemme Antonio Begalitsista ja Orentene Chevskistä kahdesta journalistista, jotka kuolivat tässä iskussa. Nyt pyytäisin, että me nousisimme ja kunnioittaisimme minuutin hiljaisuudella kaikkia uhreja ja heidän läheisiään. Nyt jatkamme Euroopan parlamentin istuntoa, joka keskeytettiin 23. joulukuuta. Lewandowski, olkaa hyvä. Thank you, President, for your... Kiitos puhemies twiitistänne ja sanoista nyt, kun ei ole enää toivoa. Se, mitä tapahtui Gdanskissa, on henkilökohtainen tragedia. Kyseessä oli hyvin suosittu vasta valittu Gdanskin pormestari Palvel Adamovic. Hän oli ystäväni hyvä mies, isänmaallinen ja Eurooppa-myönteinen mies. Tämä on tragedia hänen perheelleen ja tämä on syvä järkytys Gdanskin yhteisölle – Yleensähän tämä on hyvin riemuikas hyöntekeväisyystapahtuma, pitää Gdanskissa, jossa tämä tapahtui, mutta nyt kyse on jostakin enemmästä ja olette täysin oikeassa, sillä nyt meidän, meillä muisteltiin myös tätä Strasbourgin terrori-iskua tuossa äsken, se on vielä tuoreessa muistissa, aivan liian usein nykyaikana Euroopassa. Viha ja fan, äh, fantismi korvaa vuoropuhelun, suvaitsevaisuuden ja rinnakkaiselon ja meidän pitäisi pohtia näitä kysymyksiä. Kiitos. Rodriguez ha chiesto la parola. Ja toinenkin meppi on pyytänyt puheenvuoroa. Yes, indeed. Uh, on behalf... Niin. demokratian, sosiaalidemokratian puolesta seuraavaa tunsin kyseisen henkilön ja puutun siihen, miten Gdanskin pormestarin järkyttävä murhaaminen nyt merkitsee, kun Pavel Adamovic on henkensä menettänyt. Tunsin hänet paikallisena näkyvänä johtajana. Hänet oli valittu pormestariksi useampaan otteeseen ja hän todella edusti avointa yhteiskuntaa. Hän toimi symbolina, avoimen yhteiskunnan symbolina, ihmisoikeuksien kannattajana ja myös vähemmistöjen puoltajana. Muistan hänet, hänen sanoneen hankalassa tilanteessa, että Gdansk ottaa vastaan suojaa tarvitsevia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Tämä vain esimerkkinä siitä, miten hän toimia puhui. Tämä on järkyttävää, että nyt yhtäkkiä meidän demokraattisissa instituutioissa täytyy nähdä se, että tällainen järkyttävä murha tapahtuu ja demokratia on korvattu veitsin. Me kuitenkin haluamme seistä niiden takana, jotka puoltavat avointa yhteiskuntaa ja ihmisoikeuksia hinnalla millä hyvänsä. Castaldo, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Come lei ha... Kiitoksia. Aivan kuten äh, te äh, juuri annoitte ymmärtää, niin tämä päivä on murheen päivä. Megalitsi ja hänen kollegansa äh, olivat järkyttävän verisen hyökkäyksen uhreja. Heidän ponnistuksiaan ja omistautuneisuuttaan työhönsä ei voida unohtaa. Monet kollegat ovat ilmaisseet tahtonsa muista heitä. Ja siksi minä ja Krasnodevski äh, teidän äh, aloitteenne lisäksi äh, haluaisimme ehdottaa, että perustettaisiin stipendi tällaisille nuorille journalisteille – Tällä tavalla voisimme myös muistaa uhreja, koska nämä uhrit, jotka olivat journalisteja, olivat todellakin uhranneet henkensä Euroopan puolesta. Nämä kaksi poikaa olivat erittäin innostuneita journalisteja, mutta ehkäpä heidän muistonsa kunnioittamiseksi voimme antaa muille nuorille journalisteille mahdollisuuden viedä tätä ammattia eteenpäin. Ja tällä tavalla voisimme muistaa, että, tai muistuttaa kaikkia siitä, että tätäkään ammattikuntaa ei koskaan väkivallalla haluta nutistaa. Monet parlamentaarikot ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta puh- koska sisältö on periaatteessa aina sama, niin antaisin puheenvuoro vain yhdelle per ryhmä. Papadimoulis on seuraava. Kiitos puhemies. Poliisiryhmäni puolesta minä haluaisin myös käyttää puheenvuoron. Kollegat täällä jo puhuivat siitä, kun Gdanskin pormestari tuossa menehtyi ja kun toimittajat kuolivat kuukausi sitten Strasbourgissa. No, meillä on ehkä erimielisyyksiä monissa asioissa, mutta kaikki meppit eh, varmasti seisovat yhdessä rintamassa puolustamassa demokratiaa, suvaitsevaisuutta, oikeusvaltioperiaatetta, moninaisuutta, moniarvoisuutta ja sitä, että taistellaan vihaa, väkivaltaa ja rasmia vastaan. Kiitos. Toivola Ese ja Montejo olivat myös pyytäneet puheenvuoroa. Pyytäisin teitä puhumaan erittäin lyhyesti. Me emme tietenkään halua aloittaa tästä keskustelua tässä. Anna Valensalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz został zamordowany. Paweł Adamowicz murhattiin. Hän oli rasismin uhri hän oli sellainen uhri. Meidän pitää nyt miettiä, miten tämän tyyppistä käytöstä ja vihaa ja vihapuhetta voidaan torjua ja saada pois julkista keskustelulta. Haluaisin muistuttaa, että tämä teko, no sen taustalla oli tämä hyötykäväisyys, tapahtuma. Pavel Adamovic puhui solidaarisuudesta ihmisten myönteistä teosta. Ja sitten sen jälkeen häntä vastaan hyökättiin veitsellä. Tällainen viha teko on tässä taustalla. Dansk on menettänyt suuren patriotin ja menettäneet merkittävän ihmisen. Paril Adamovic ymmärsi, että me voimme olla paikallisia patriotteja, voittaa voimme olla sodallisia ja yhdessä kuitenkin rakentaa sitä Eurooppaa. Näin tulemme hänet muistamaan, kiitos. Bizzotto. Bizzotto on seuraava. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Minä haluan olla yhtä mieltä teidän kanssanne, puhemies. Haluan ehdottomasti tuomita ne, jotka toteuttivat tämän väkivallan teon Sanskin pormistia vastaan ja myös Strasburgin hyökkäjiä vastaan. Vähän aikaa sitten kuulemme uutisia Cesare Battistista. Hän on terrorismi, terroristi, joka on toiminut paitsi Euroopan ulkopuolella myös Euroopan sisällä. Toivon, että kaikki terroristit joutuvat oikeuden eteen, aivan kuten Batisti. Valitettavasti on vielä useita terroristeja, jotka nauttivat erilaista suojelusta sitten Nisierska saa puheenvuoron. Nisierska. Kiitos paljon puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Pavel Adamovitsin murha on esimerkki suuresta barbarimasta teosta. Tämä on valtava tragedia meille kaikille. Tämä on valtava ilkityö, joka tulee johtamaan tämän henkilön tuomitsemiseen. Ja tulee myös suurta surua. Meidän tulisi nyt pohtia, miten voimme tällaisen pahuuden voittaa. Miten voimme toimia vihaa vastaan ja rajoittaa sitä. Mitä voimme tehdä, jotta julkinen keskustelu olisi rauhoittaa? Mitä voidaan tehdä, jotta Euroopan kadut ovat turvallisempia? Kiitos. Onorevole Toija. Toija, olkaa hyvä. Niin, Arvon puhemies, muistan sen yön, kun to, to, jonka vietimme viimeisen istuntoviikon jonka viimeisellä istuntoviikolla vietimme täällä ja olimme myös täällä täysistuntosalissa. Ja haluan muistaa kaikkien niiden uhrien muistoa, jotka kuolivat tässä järkyttävässä iskussa. Ja tietenkin haluan myös kulttuurivaliokunnan puolesta ilmaista kunnioituksemme ja osanottomme näitä kahta italialaista journalistia heidän, heidän perheilleen, koska me tunsimme he, osa meistä tunsimme heidät myöskin henkilökohtaisesti ja he ovat todellakin omistautuneet journalismille ja halusivat viedä eteenpäin omia arvojaan. Ja haluaisin myös muistuttaa kaikkia siitä, että paras keino muistaa Antoniota ja hänen kollegoitaan on se, että olemme todellisia eurooppalaisia ja osoitamme sen joka päivä. Chiudiamo. Seuraavaksi De Graaf. De Graaf. De Graaf, olkaa hyvä. Ja namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, ons medeleven. Niin, Minäkin tahdon osoittaa surun valitteluni Pavel Adamovicin tapauksen johdosta. Tämä on järkyttävä tapaus Puolassa ja myös kaikille unionivaltioille myös. Ei tämä ole ensimmäinen tapaus eikä varmaankaan viimeisin, sillä unionissa on vallalla sellainen poliittinen ilmapiiri, joka on muuttunut aina vain raaimmaksi, eikä keskustelu jää tänne parlamenttiin pelkästään, vaan keskustelua käydään pitkin katuja. Uskon, että poliitikkojen täytyy kuulla se viesti, että me voimme kyllä puhua, mutta meidän on myös kuunneltava, kuunneltava myös, mitä muilla on sanottavaa. Toivon tämän tulevan ymmärretyksi. Montero de Ja seuraavaksi Montero de Guiar on viimeinen puhuja. The senior president. Kiitokset puhemies. Minä muistuttaisin, että tämä aihe on varsin ajankohtainen. Meidän täytyy tuomita tällaiset toimet. Täytyy myös muistaa, että kouluissa tämä näkyy myös Nikolas Maduraa on saanut taas uuden hallituksen valtaansa ja siellä toivotaan uusia vaaleja, mutta Venezuelan tilanne on aivan järkyttävä. Lääke, lääkäreitä ei siellä enää ole, lääkeitä ei sieltä saa, koulujärjestelmä on järkyttävä. Venezuelalaisia on miljoonia ja miljoonia lähtenyt rajojen ulkopuolelle, koska siellä ei voi elää ihmisarvoista elämää. Valtio on romahtanut täysin, se on pakottanut hyvin monet omaista kansalaisistaan lähtemään pois. Ja hyvin monet ovat joutuneet sitten palaamaan myös muun muassa Madeiralle. Meidän täytyy kuulla tarkemmin sitä, mitä Venezuelassa oikeastaan tapahtuu. Kiitoksia. Pardel. Pardel. Kiitokset hyvät kollegat. Minä tahtoisin ottaa esille hyvin tärkeän ongelman Kyse on tuhansista romanialaisperheistä ja lapsista sekä Romaniassa että muuallakin Itä-Euroopassa. Parlamentin ja komission täytyy mitä pikimmin ryhtyä ratkomaan kyseistä ongelmaa. Ensimmäinen päivä tammikuuta tänä vuotta Itävallassa otettiin käyttöön uusi laki siitä, että Romaniasta peräisin oleville lapsille tai Itä-Euroopasta muualta peräisin oleville lapsille ei makseta elatusmaksuja tai, lap, tai näitä lapsen tukea, jos lapset ovat peräisin euro, tuolta tuolta Romaniasta ja vanhemmat tekevät työtä Itävallassa. Tällaista ei ole tapahtunut muualla. Euroopan unionin lainsäädäntö ei tällaista käsittääkseni hyväksy. Erityisesti jos puhumme nyt sellaisesta päätöksestä, joka suoraan vaikuttaa lasten tulevaisuuteen ja lasten koulutukseen ja opetukseen. Ne työntekijät, jotka ovat peräisin Itä-Euroopasta ja Keski-Euroopasta, itse asiassa maksavat myös Itävallan järjestelmään. He maksavat siellä virot ja muut maksut ja he eivät kuitenkaan saisi sitten minkälaista etua lapsilleen tästä. Näin pyydän komissiota, mutta myös Euroopan parlamenttia äkkiä toimimaan tässä tilanteessa. Komission täytyy rangaista Itävaltaa, joka vaikuttaa suoraan kymmeniin tuhansiin Itä-Euroopan lapsiin. Emme voi hyväksyä tällaista. Kiitoksia. Al processo verbale. Il processo verbale tesi approvato. 13. joulukuuta pöytäkirjat on hyväksytty, ne on jaettu teille. ja ne hyväksytään, jos huomioita ei tule. Sitten kerron, että äh, edustaja Steiler on äh, eronnut parlamentista ja hänen paikkansa vapautui ensimmäinen helmikuuta. James Carver on lähtenyt sitoutumattomista ja siirtyy äh, EFDD 10. tammikuuta. Saksan viranomaiset ovat pyytäneet, että Monika Olmaierin koskemattomuus poistetaan, jotta Kooburgin syyttäjä voi aloittaa tutkinnan häntä vastaan ja tämä asia lähetetään jurivaliokunnalle. Se on toimivaltainen. Olen myös saanut EFDDltä muutamia mu, mu, muuta, muuntopyytöksiä ää, valiokuntien kokoonpanoihin. Ja nämä ää, muutokset löytyvät pöytäkirjoista. Jos pöytäkirjoja kukaan ei vastusta, ne määräaikaan mennessä ne hyväksytään. Ja Monet valiokunnat ovat päättäneet aloittaa toimiva, toimielinten väliset neuvottelut säännön 69c-kohdan 1 mukaisesti. Ja meidän parlamenttimme web-sivuilta löytyvät nämä mietinnöt jotka ovat näiden mandaattien perusteella. Ja 69 artikla, siis säännön kohdan kaksi mukaisesti tarvitaan tietty kynnys poliitikkoja, poliittisten ryhmien jäseniä, jotta tämä pyyntö voidaan hyväksyä. Jos, ja, ja, ja voidaan äänestää tästä asiasta, mutta jos kukaan ei pyydä äänestystä, niin silloin tämä asia menee eteenpäin ilman äänestystä. Ja 46 kohdan 2 mukaisesti äh, olen pyytänyt, tai olen ilmoittanut, että ehdotus, joka koskee plasman keräämisen äh, parantamista Euroopan unionissa, äh, niin se on, tämä ehdotus on hyväksytty. Ja olen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa hyväksynyt ja allekirjoittanut kuusi lakia. Nämä lait löytyvät tämän istunnon pöytäkirjajulkaisuista. Ja 10. tammikuuta hyväksytty esityksestä tälle täysistunnolle on hyväksytty. Ja mitä tulee maanantai-päivään, niin vihreät ovat pyytäneet, että neljänneksi kohdaksi ennen lyhyitä esityksiä otettaisiin kaksi Schaaken mietintöä, jotka liittyvät Euroopan unionin ja Marokon sopimukseen. Annan puheenvuoron Hautalalle, niin hän voi esittää tämän pyynnön suullisesti. President, indeed, it... Puhemies, niin ei olisi talon kunnossa mukaista, jos Marokko EU-sopimus menisi läpi. Meillä on täysistunto keskustelua. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin oikeuskäytäntö osoittaa, että sopimus on kansallisen oikeuden vastainen ja on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat saada tästä tietoa. Toiseksi tämä raportti perustuu aikaisemman esitellen Lalon työhön huolimatta siitä, että on ollut vakavia syytöksiä eturistiriidoista kolmanneksi. Parlamentin yksikkö on kieltäytynyt ilmaisemasta, että sopimus noudattaisi kansainvälistä oikeutta tai eurooppalaista oikeuskäytäntöä, joten vetoan kaikkiin. Haluan tämän keskustelun järjestettäväksi erityisesti vetoan Verhofstadin, että hän pohtii uusiksi vastustusta tälle keskustelulle, koska hän, hän vaatii kuitenkin avoimuutta, hän on sen eläkäviä. No kokoista kuulin, että ette puoltaneet avointa keskustelua tästä kysymyksestä. Did you? Haluaako joku vastustaa tätä? Kuka vastustaa Hautalan ehdotusta? tai haluaa puhua sitä vastaan? Uh, because SND ah. is open to have this debate. Niin vastaan, koska me haluaisimme, että tätä keskustelua käytäisiin huomenna illalla, ei tänään. Tämä sallisi sitten saamaan tarkemman kannan keskusteluun. Valmiiksi keskustellaan kyllä, mutta huomenna illalla. Tämä voisi ratkoa tilanteen, koska jos iltaan lisätään uusi aihe ja jatketaan kokousta puolen yöhön asti, niin se on mahdollista. Honorable Hautala, vuole Hautala, haluatteko pitää kiinni omasta ehdotuksestanne vai oletteko valmiit muuttamaan? This good... Puhemies, tämä on erinomainen ehdotus SDltä ja Verhofstadt ilmoitti minulle, että hekin olisivat puolesta. Allora, Verhofstadt. Verhofstadt, olkaa hyvä. Simply to clarify, Mr. President. Niin, mennään. Eli se, minkä ehdotuksen minä tein, niin oli se, että kaikki koordinaattoreiset kaikista neljästä ryhmästä ovat vastuussa tästä intasta. Eli jos tästä keskustellaan, niin vastuusta keskustelua, mutta että tänne tullaan sanomaan, että intan neljä koordinaattoria pyytäessään tämän tyyppistä työtapaa eikä keskustelua käydä, niin minä oikeastaan vain tässä heidän näkemystään välitin, eikä tämä sen kummemmin liity politiikkaan, ja toivon Hautalankin ymmärtävän asian samalla tavalla. Io concordo samaa mieltä. Äänestäkäämme tästä ehdotuksesta. Kyse on Hautalan ehdotuksesta Rodriguezin ehdotuksella muutettuna nimenhuuto. Äänestys siis siitä, että tiistai-iltana keskustelisimme näistä asioista. Se oli siis viimeinen kohta esityslistalla.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 Sosiaaliset ovat pyytäneet, että esityslistalta otettaisiin pois Eurooppa-neuvoston päätelmät 13 ja 14. 12. Ja näin muodoin istunto alkaisikin vasta kello yhdeksän. Kuka haluaa tehdä virallisesti tämän ehdotuksen, Rodriguez? Nessuno vuole illustrare... Eikö kukaan halua vastustaa tätä ehdotusta? Äänestetään siis. Eli tämä perustuu siis siihen, mitä Tus ja Juncker ovat sanoneet, eli me haluamme, että tämä, nämä komission ja neuvoston lausunnot poistetaan. Ketkä puoltavat tätä? Ketkä vastustavat? hyväksytty. Eli Euroopan neuvoston ja komission lausunnot Euroopan neuvoston päätelmistä 13.14. Nove. Ne on siis poistettu esityslistalta ja tämän mukaisesti muutamme, muutamme esityslistaa ja nyt voimme mennä maanantain, tämän maanantai-iltapäivän esityslistaan. Hyvät jäsenet, ne joiden, jo, jotka eivät halua jäädä seuraamaan keskustelua, niin pyydän teitä poistumaan salista mitä pikemmin. Ja ne, jotka haluavat seurata keskustelua, niin hiljaisuudessa. No niin, jatkamme esityslistan käsittelyä. Ensimmäinen mietintö Linsin ja Staesin mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa. Ensiksi esittelijä Lins. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, tänään keskustelemme toimenpiteistä, jotka vaikuttavat 500 miljoonan kansalainen terveyteen Euroopassa. Parlamentin etysvaliokunta kävi läpi lupamenettelyjä kasvinsuojeluaineille. Tämä otettiin nyt läheisen tarkasteluun. Tässä suojellaan käyttäjiä ja kuluttajia. Se oli keskiössä tässä kertomuksessamme. Minä itse olen kasvanut maatilalla nuoruudessani olen käyttänyt kasvinsuojeluaineita ja tiedän tämän takia, miten tärkeä oikeanlainen käyttö on ja millainen merkitys kasvinsuojeluaineilla on maataloudella samaan aikaan. Haluaisin, että meidän kaikkien lapset voivat syödä kasviksia ja viheniksiä ja hedelmiä huoletta Euroopassa. Kaksi kysymystä tämän takia minä on mietitty erityisesti tämän edusvalikunnan työn aikana. Ensinnäkin, miten jatkossakin varmistamme, että eurooppalaiset elintarvikkeet ovat turvallisia toiseksi, miten voimme varmistaa, että eurooppalaiset maanviljelijät voivat näitä elintarvikkeita valmistaa pitkällä aikavälillä. Mitä sitten yksi vuoden jälkeen olemme todenneet? No arvatkaapa vain. No nuo lupamenettelyt EU:ssa ovat maailman tiukimmat. Hieno uutinen, mutta edelleenkin on niin, että myöskin paras voi parantaa toimintansa edelleenkin. Tämän takia mottomme oli, että pitää mennä eteenpäin, eikä mitään valmiuksia tehdä, pitää kehittyä sopivissa määrin. Eli pitää keksiä pyörää uudestaan, tämän takia keskittyimme tässä nyt kolmeen seikkaan. Ensinnäkin tiede, toiseksi avoimuus ja kolmanneksi innovaatio. Ensinnäkin siis tiede. No millä on ratkaisevaa, että lupa menettely perustuu tiedeperustaisesti tieteeseen ja näin ollen tieteellinen tutkimus on koko A ja O. Intressit ja ideologia eivät tässä löydä paikkaansa minusta. Päätökset eivät saa perustua tunteisiin tai kotikaan toiseksi. Riippumattomuus ja avoimuus on ratkaisevan tärkeää, että menettely on jatkossakin riippumaton ja avoin. Jatkossa tämän takia pitää niin, että Euroopan komissio eikä teollisuus päätä siitä, mikä jäsenvaltio vastaa tämän aineen tarkastelusta. Tämä vahvistaa riippumattomuutta prosessissa lisäksi. Ihmisten pitää päästä paremmin käsiksi tutkimustuloksiin, mutta eurooppalainen kilpailukyky ei tietenkään saa kärsiä. Kolmanneksi innovaatio. Haluaisin edistää innovointeja. Sanotaan uusia tehokkaampia tuotteita ne ovat avain kestävämpään käyttöön. Ja tähän tarvitaan kitkatonta lupamenettelyä taustalle – me on lyhyesti katsoa myös tulevaisuuteen. Mitä maatalous tulee näyttämään? No, digitalisoituminen tulee vaikuttamaan siihen radikaalisti. Tämä johtaa siihen, että maanviljelijä pitää käyttää vähemmän varoja. Tässä meidän tulee pysyä palossa kiinni. Ja näin ollen parametissa me katsoneet tarkkaan näitä torjuntaan eden, tehoan eden lupamenettely on vakuuttunut siitä, että suosituksemme ja Euroopan lupamenettelymme – voivat toimia tehokkaammin, avoimemmin ja vankemmin. Miksi? No, saadaan aika korkea suojelutasoa kuluttajille ja käyttäjille tämän myötä samalla takaamme alan toimijoille luotettavat venettelyt ja edistämme innovointeja. No, nyt pitäisi äänestää keskiviikkona suosituksesta suurella enemmistöllä. Pyydän tätä. Haluaisin kiittää lämpimästi toista esittelijä Staisia hyvästä yhteistyöstä ja kiitos myös kaikille muille varjoesittelyille. Odotan innolla keskiviikon äänestystä ja nyt keskustelua. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi taas. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan kansalaiset ovat kansalaisaloitteen allekirjoittaneet ja siitä näkyy se, että tahdotaan uudelleen tutkailla menettely äh, kasvinsuojeluaineiden käytössä. Tässä täytyy nyt sitten tutkia tuloksia. On tarkoitus uudelleen rakentaa kansalaisten luottamusta päätöksentekomenettelyyn. Kansalaisten täytyy pystyä luottamaan täysin siihen, että me tehdessämme päätöksiä toimimme yleisen edun mukaisesti, emmekä yksityisten tai teollisuusyritysten etujen mukaisesti. Ja me olemme laatineet esittelijän, toisen esittelijän kanssa ehdotukset päätöksentekomenettelyn korjaamiseksi ja vahvistamiseksi. Ja näin menettelyn pitäisi tosiaankin olla niin vahva kuin siitä on sanottu, että se olisi vahvin Euroopassa. Ja meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että lähdemme varovaisuusperiaatteesta ja koko menettelyn täytyy olla riippumatonta, avointa ja puolueetonta. Kaikki tieto täytyy myös säilyttää kansalaisten hyväksi. Meidän täytyy muistaa, että tuolla erityiskomiteassa olemme käyneet asiasta. Asia ei ole vielä saanut päätökseen, päätöstä. Me haluamme tuon tieteellisen mekanismin käyttöön. Ja siinä täytyy tutkailla kaikkia tutkimuksia, kun kyse on eri aineiden syöpää aiheuttavista mahdollisuuksista. Ja me toivomme avoimuutta ja riippumattomuutta. Erityisesti hakijoiden täytyy esittää hakemus ja rekisteröidä tämä julkisesti. Me haluaisimme, haluamme, että kaikki kansalaiset voivat päästä kaikkeen taustatietoon ja kaikkiin asiakirjoihin myös käsiksi ja seurata jokaista menettelyn vaihetta ja arvioida tilannetta. Ja näin tuo pysyvä komitea, jossa jäsenvaltiot ovat mukana, valvoo kokouksia ja kokousten pöytäkirjoja myös ja PEST erityisvaliokunta tahtoo, että me sitten voimme seurata työtä komission tuella jotkut, joissa jäsenvaltioissa on voimavaroja ja asiantuntijuutta tarjolla, myös kokemusta. eturistiriitojen välttämiseksi ja nämä ovat sitten juuri niitä valtioita, jotka tuon esittelyksen tekevät. Ja tässä seurataan tietysti EFSAn sääntöjä myös. Voimme näin kattaa kaikki perusperiaatteet. Me haluamme tutkimuksen mukaan tähän horisonttiohjelman tukemaan itsenäistä riippumatonta tutkimusta, ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ja vielä muistuttaisin siitä, että jos me vain kopioimme ja leikkaamme ja liimaamme hakemustietoja lopulliseen kertomukseen, niin se ei onnistu. Emme tällaista tahdo pelkästään nähdä. Eli samaa tietoa toistettaisiin. Täytyy välittää myös alkuperäinen lähde. Ja me haluamme miettiä pitkäaikaisia vaikutuksia haavoituvimpiin ihmisryhmiin ja myös yhdistelmävaikutuksia, mitä erilaisilla aineilla on, jos niitä käytetään samanaikaisesti yhdessä. Artikla 5 täytyy tulla myös tiukan valvonnan piiriin ja sovellettavaksi tarkasti. Puistot, leikkikentät, koulujen alueet, virkistysalueet vastaavat ja vastaavat tällaiset. Sama koskee myös kotien välitöntä läheisyyttä, joissa me emme halua torjunta-aineita ruiskutettavan. Ja näin poikkeuksien täytyy olla järkeviä. Ja minä Haasekampin kanssa yhdessä haluaisin puuttua vähentämiseen ja ö, poistamiseen että saataisiin nämä aineet käyttöä vähennettyä. Kiitokset ja nyt komission puolesta Andrew Kaitis. Kiitoksia kovasti puhemies, arvon jäsenet. Niin, totta kai Euroopan kansalaiset odottavat meiltä turvallista, terveellistä ruokaa ja aivan oikein. Ja samalla kun elintarviketurvallisuuden varmistaminen on tärkeää, niin eh, se ei yksin riitä. Kansalaiset ovat huolissaan myös siitä, kuinka ruokaa tuotetaan. Onko se kestävää? Onko elintarviketuotantojärjestelmä kestävää ja suojellaanko ympäristöä? Nämä odotukset voidaan täyttää ainoastaan, jos me Otamme vastaan viimeaikaiset haasteet ja toimimme kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti ja nyt haluankin kiittää tätä parlamenttia siitä, että olette perustaneet tämän erinomaisen erityisvaliokunnan, joka käsittelee äh, kasvinsuojeluaineiden saattamista markkinoille. Ähm, Euroopan kansalaisaloite on tässä taustalla ja samoin glyfosaattikeskustelu. Tämän valiokunnan työ on äärimmäisen tärkeää, koska me kaikki pyrimme varmistamaan avoimuuden ja näyttöön perustuvan elintarviketurvallisuusjärjestelmän ja haluamme poistaa kaikki ne epäilykset, joita kansalaisilla saattaa olla tieteen puolueettomuudesta, koska kaikkein suurin haaste on se, kuinka me voimme taata sen, että tiede on puolueetonta ja erinomaista, ei puolueellista. Ja olen iloinen siitä, että voin keskustella PEST-valiokunnan mietinnöstä. Tämä valiokuntahan perustettiin vuonna 2017 sen jälkeen, kun glyfosaatti eh, hyväksyt, glyfosaatit hyväksyttiin uusiksi viideksi eh, vuodeksi. Tässä oli kyse erilaisten kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä ja aktiivisten aineiden tai tehoaineiden hyväksymisestä. Eh, yksi tärkeimmistä tuloksista pestvaliokunnan valiokunnan harkinnoissa on se, että on tärkeää, että EUn järjestelmään luotetaan, että luotetaan siihen, kuinka aineita arvioidaan tieteellisesti. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Ensinnäkin kaikki ne tutkimukset, joita käytetään riskienarvioinnin perustana, niiden täytyy olla julkisia. Ja keskusteluiden ja menettelyiden täytyy olla erittäin avoimia. Kun sääntelyvaliokunta tai komitea päättää, päättää tiettyjen tehoaineiden hyväksymisestä, niin keskusteluiden täytyy olla avoimia. Ja uskon, että voimme sanoa, että tässä on, tässä on kuljettu pitkä matka sitten viime vuoden Huhtikuun 2018 komission ehdotus, joka koski kestävyyttä ja avoimuutta, kun puhutaan EUn riskien analysoinnista elintarvikeketjusta, niin sen tarkoitus on nimenomaan rakentaa luottamusta järjestelmään. PEST-valiokunta on tehnyt suosituksia, jotka, joista olemme ottaneet vaarin, muun muassa avoimuus riskien arvioinnin aikana. Toiseksi laatu ja tutkimusten laatu ja luotettavuus. Ja kolmanneksi riskeistä kertominen. Kuten viime syyskuussa jo sanoin, kun keskustelimme eh, elintarvikelainsäädännön uudistamisesta, niin jäsenvaltiot eh, ilmaisivat toistuvasti pyynnön siitä, että riskien arviointia täytyy toteuttaa avoimemmin. Ja minä olen ollut kuulolla ja minä olen mandaattini alusta saakka toiminut tämän asian puolesta. Olen myös lukenut huolellisesti sen glyfosaatti-mietinnön, josta äänestitte vuosi sitten ja jossa korostitte, että Euroopan unionin lupaprosessi mukaan luettuna aineiden tieteellinen arviointi, niin sen täytyy perustua ainoastaan julkisiin tutkimuksiin. Uskon, että nimenomaan avoimuus on tässä avainsana. Vain avoimuudella voidaan parantaa kansalaisten luottamusta riskien arviointijärjestelmään. Avoimuus voi auttaa meitä Ähm, välttämään puolueellista tie- tieteentekoa. Ja tällä tavalla saamme sellaisen EUn elintarvikejärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän, joka perustuu näyttöön, tieteelliseen näyttöön. Ja kun tämä ehdotus hyväksytään, niin se varmasti vie asioita eteenpäin. Ja vielä kerran haluan kiittää teitä viime kuukauden täysistunnon äänestyksestä ja ensimmäisestä trilogista. Jo, ja ensimmäinen kokous pidetään tänään iltapäivällä. Ja meidän täytyy palauttaa kansalaisten luottamus ja nyt täytyy viedä asioita eteenpäin keskusteluissa neuvoston kanssa niin, että saamme tämän asian päätökseen tämän la- mandaatin loppuun mennessä. Ja voitte luottaa minuun ja osastoihini, jotta, mm, koska me todellakin haluamme toimia rehellisenä välittäjänä, jotta tämä asia saadaan onnelliseen päätökseen mandaattimme loppuun mennessä. Tämä mahdollistaisi sen, että uutta asetusta voitaisiin soveltaa mahdollisimman nopeasti torjunta-ainesektorilla, mutta yleisestikin ottaen, kun puhutaan torjunta-aineesta, niin minä olen jo ryhtynyt toimiin, jotta voisin parantaa kansalaisten luottamusta riskien arviointiprosessiin. Kun puhutaan arkaluontoisista asioista, kuten vaikkapa glyfosaateista tai endokriinihäiritsijöistä, sisärityshäiritsijöistä, niin meillä on verkkosivu, jossa luetellaan kaikki ne ehdotukset ja erilaiset pöytäkirjat niistä keskusteluista, joita jäsenvaltioiden kesken on käyty. Joka vuosi komissio vastaanottaa useita pyyntöjä päästä käsiksi torjunta-aineasiakirjoihin ja kaikki pyynnöt, kaikki asiakirjapyynnöt, niihin on vastattu ja asiakirjoja on saatettu julkisesti saataville. Ja toki me haluamme yhä enemmän ja enemmän avoimuutta myös komiteatasolla. Ja Haluamme, että myös jäsenvaltioiden edustajien näkemykset tulevat julkisiksi. Ja PEST-valiokunta on aivan oikein todennut, että Euroopan unionilla on maailman tiukin sääntely kun puhutaan torjunta-aineista, mutta vielä sitä voi parantaakin, ja olen yhtä mieltä. Ei ole sellaista asiaa kuin täydellinen järjestelmä. Aina voidaan parantaa menettelyitä, voidaan parantaa näitä tehoaineita, ja voidaan parantaa myös hyväksymismenettelyjä. Ja siksi tällä hetkellä me laadimme sääntelyihin liittyvää toimivuus- ja fitnessohjelmaa, ja tämä sisältää myös kasvinsuojeluaineasetuksen ja jäämä, torjunta-ainejäämä asetuksen. Haluamme kartoittaa niitä alueita, joissa parannuksia, parannuksille olisi sijaa. Ja olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti pitää tätä asiaa tärkeänä ja PEST-valiokunnan tulevassa mietinnössä Pavel Pots on myös tarkastellut sitä, kuinka kasvinsuojeluasetusta on täytäntöön pantu. Ja Euroopan parlamentin tutkimus, tutkintapalvelut ovat jo laatineet tutkimuksen tästä aiheesta. Meillä on myös tieteellisen neuvonannon mekanismi, torjunta-ainelausunnot ja erilaisia auditointeja jäsenvaltioissa, joita komission osastot ovat toteuttaneet. Kaikkien näiden mainittujen asioiden tulokset otetaan huomioon myös, kun menemme eteenpäin. Ja PEST-valiokunnan mietintö antaa meille erittäin tärkeää panostusta myös toiminnassamme, kun haluamme parantaa lakeja nopeasti. Seuraava komissio tietysti sitten päättää, tekeekö se ehdotuksia lainsäädäntöön. Ja neuvosto ja parlamentti sitten uudet lait hyväksyvät. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että meillä kaikilla on yksi yhteinen tavoite. Me haluamme pitää kiinni elintarviketurvallisuudesta, haluamme suojella kansalaisia, äh, eläimiä ja kasvien terveyttä ja haluamme suojella ympäristöä. Ja haluan vielä kertaalleen kiittää PEST-valiokuntaa erittäin tärkeästä työstä, jota se on tehty. Erityisesti haluan kiittää sen puheenjohtajaa Andrionia ja varapuheenjohtajia ja yhteisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja odottelen kiinnostuneena viimeisintä mietinnön versiota ja vakuutan teidät vielä siitä, että kaikki ne päätelmät, jotka te teette, niin otamme ne huolellisesti huomioon ja teemme väsymättömästi työtä avoimuuden puolesta, luottamuksen puolesta ja elintarviketurvallisuusjärjestelmämme kestävyyden puolesta. Me siis otamme vaarin näistä suosituksista ja aiomme ottaa kaiken sen huomioon, mitä teette, niin tässä torjutaan lainsäädännössä. Kiitos, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi Juuso, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Alkajaisiksi kiitokset molemmille esittelijöille suuresta ponnistelusta. Kiitokset myös komission jäsenelle, kun selititte meille asiaa. Kuukausia komissio on tehnyt työtä, kuunnellut asiantuntijoita. Myös tuo erityisvaliokunta on näin tehnyt. asiantuntijoita eri laitoksista ja jäsenvaltioista on kuultu. Minä olen samaa mieltä avoimuudesta ja ihmisten terveyden suojaamisesta, suojaamisesta ja kuluttajien luottamuksen palauttamisesta sekä hallinnollisen taakan vähentämisestä aivan samaa mieltä. Kuitenkin täytyisi muistaa, minkälaisia tieteellisiä tekstejä on mahdollisesti saatu ideologisista lähteistä kilpailukyvyn ja innovoinnin nimissä jos käytetään torjunta-aineita, niin meidän täytyy käydä tätä keskustelua teknisesti ja tieteellisesti, ei muuten. Ja meidän täytyy kuulla ainoastaan tieteellisiä päätelmiä ei ottaa tähän mukaan poliittista tai ideologista taustaa. Ja parlamentin ja EFSAn välinen yhteys on selvä, vaan EFSAsta sanotaan, että se on riippumaton ja itsenäinen puolueeton työmuoto mutta kuitenkaan ei kannata unohtaa sitä, että miten hyväksymme nämä kasvinsuojeluaineet. Se on hy- kyllä Euroopassa hyvin tiukka suhteessa moneen muuhun maailman maahan. Riskejä toki voi olla, niitä voidaan entisestään pyrkiä vähentämään kautta lainsäädännön. Hyvä komission jäsen, lopuksi sanoisin, että olisi kiintoisaa, jos komissio laatisi tiedonannon lainsäädännön uudistamisesta näin yhdistettäisiin torjunta-ainelainsäädäntöä entistä enemmän. Uskon, että tämä olisi kaikki, palvelisi kaikkia. Kiitokset tästä Ajuuso ja seuraavaksi Bonafé. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies. Kun puhu, tässä PEST-valiokunnassa me olemme pyrkineet antamaan vastauksia siihen kritiikkiin, joita on esitetty kasvinsuojeluaineiden hyväksymisprosessia kohtaan. Ja olemme voineet aika selvästi va- vastata monille kansalaisille niihin kysymyksiin, joita kansalaiset ovat esittäneet tämän avoimuuden puuttumisen, puuttumisesta. On muun muassa tällainen äh, glyfosaatit äh, liike, joka on ollut erittäin kriittinen. Ja ennen kaikkea me olemme puhuneet tieteen avoimuudesta ja äh, laadusta ja olemme myös erittäin paljon puhuneet tähän liittyen EFSAn tieteellisen paneelin riippumattomuudesta olemme keskustelleet myös siitä, onko, onko tällä toimivaltaisella viranomaisella riittävästi varoja ja resursseja arvioida aktiivisia aineita ja ylipäänsä näitä pestisiidejä. Ja olemme myös keskustelleet aika paljon asetuksesta 1107-2009 siitä, miten myyntiluvan antamisen jälkeen on valvottu fyto, näiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Erityisesti olemme halunneet kiinnittää Erityisesti olemme halunneet kiinnittää huomiota siihen, miten on otettu huomioon haavoittuvaiset ryhmät ja, ja miten esimerkiksi sairaala sairaaloissa tai vaikka puistoissa, tällaisissa ympäristöissä näitä aineita käytetään. Ja olemme pyytäneet, että alhaisen riskin torjunta-aineisiin kiinnitettäisiin niihinkin huomiota. Toivottavasti loppuäänestyksessä tämä mietintö hyväksytään valiokunta on tehnyt erinomaista työtä, esittelijä, siis yhteisesittelijät ovat hekin tehneet erinomaista työtä. Kiitos. Gracias. Kiitokset. Bonafé ja McIntyre, olkaa hyvä. The EU's EUn lupamenettely kasvinsuojeluaineille on yksi maailman tiukimmista järjestelmistä, mutta kuitenkin PEST-kertomus, ei anna tällaista kuvaa. Tässä nyt on kuultu useita asiantuntijoita ja viranomaisia ja kertomusta mutta kuitenkin hyvin selektiivisellä tavalla ja monet asiantuntijan panoksensa on, ovat tarkoituksessa tietty huomioimatta. Sisältö ei heijastele niitä kantoja, kuulimme sen sijaan tässä toistelemaan samoja uskomuksia ja myyttejä, joita on kuultu prosessin alussa, vaikka ihan selvästi yksimielisesti tätä asiantuntijat ovat vastustaneet. No, sitten on puhuttu tästä esittelevän jäsenvaltion järjestelmän heikkoudesta ja sitten siitä, että on ollut epäonnistumisia vyöhykejärjestelmässä. No, asiantuntijat ovat kaikki puhuneet näistä heikkouksista, mutta kuitenkin näistä ei ole mitään halua nostettu koko kertomuksessa tämä on vain kampanjointialusta MEPille, kun valittu tulossa toukokuussa, joten kertomus on suuri pettymys ja se heijastelee huonosti tai huonon kuvan toimieliston sen takia olemme jättäneet täysin tarkistukset, ja varmistaa, että kollegat voivat äänestää tämän puolesta tukia todellista kuulemisten sisältöä eikä vain, että on vain tiettyjen parlamentaarikon kanta tässä mukana. Meidän tulisi tukea fatka, fakta, pohjasta, tietepohjasta, työskentapaa lainsäädäntötyössä ja toivon, että parlamentti näkee tämän arvon ja tukee ECRn tarkistuksia. Nykyjärjestelmämme ei ole täydellinen, sitä voidaan parantaa, voimme parantaa avoimuutta. Komissio on näin tehnytkin jo, kun on tätä yleistä elintarvikelainsäädäntöä pyritty tarkistamaan. Voimme kannustaa innovointia, voimme tukea uusien tekniikan käyttöön, joka vähentää torjuntaiden käyttöä. Ja sitten voi tulla käyttöön uusia tehoaineita, jotka tekevät nämä vanhemmat aineet turhiksi. Ja Greenpeacein asiantuntija sanoi viimeisessä kuulemisessa, et pidä puuttua lainsäädännön heikkouksiin, vaan pikemminkin pitää parantaa lainsäädännön täytäntöönpanoa, joten teksti mitä löytää oikea tasapaino, se pitää heijastella sääntelyn tasapainoa. Jos, myös niissä kohdissa, joissa tämä ei sovi tietylle poliisille ryhmille ja kampanjoille. Gracias. Kiitokset tästä. Ja Ries, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Yhdeksän kuukautta on työtä tehty, kahdeksaan kertaan kokoonnuttu erityisvaliokunnassa ja on käyty myös ulkomailla. Ja nyt täytyy sitten katsoa, toimiiko vaiko ei meidän kasvinsuojeluaineiden lupajärjestelmämme ja miten tulevaisuudessa jatkaa eteenpäin, kun sitten glyfosaattiasiaa käsittelimme vuonna 2017, niin joudumme ristiriitaisiin kuulemisiin tuolloin. Kiitokset Linsille ja Staisille erinomaisesta yhteistyöstä ja minä tahtoisin myös muistuttaa siitä, että tässä on asiantuntijoita ollut paljon paikalla. Puheenjohtajamme on myös toiminut hyvin asiantuntijavasti tässä työssä. Me keskustelumme näissä suosituksista, niitä tarvitaan kovasti, ne ovat voimakkaat ja vahvat meidän täytyy muistaa eurooppalaisten terveys, joka on etusijalla. Nykyiset lupamenettelyn puutteet täytyy korjata. Me ehdotamme suosituksia, jotka otettaisiin käyttöön oikopäätä komissiossa, EFSAssa ja jäsenvaltioissa. Ensimmäiseksi Tätä Euroopan ruokaturvallisuusvirasto toivoi, eli asiantuntijat, jotka tekevät teollisuuden kanssa yhteistyötä, niin he eivät saisi olla mukana tässä kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyyn hyväksymisessä. Tässä on kyse myös julkisesta järjestelmästä. Kaikki tutkimukset täytyy julkaista, joita teollisuus käyttää. Me haluamme myös nostaa EFSAn talousarviota, jotta sen itsenäisyys ja riippumattomuus voisi tulla paremmin esiin. Neljä kertaa pienempi talousarvio EFSAlla on kuin Euroopan unionin lääkevirastolla ja EFSA kyllä kaipaa paljon enemmän. Ja kuten me tiedämme, niin glyfosaatit ähm, ja esimerkiksi kansainvälinen tutkimusjärjestö ja eurooppalaiset eh, laitokset tässä. Me esitämme komissiolle nyt kysymyksen, milloin tällaista lakia ryhdytään noudattamaan, milloin julkaistaan ensimmäinen negatiivinen luettelo näistä aineista ja kun nyt kyse on nimenomaan aineiden varsinaisesta myrkyllisyysasteesta. Miten me voimme saada aikaan sellaisen ain, politiikan, että julkisissa paikoissa, kuten leikkipaikoissa, kouluissa, hallinnollisissa virastoissa, sairaaloissa ei olisi enää tällaisia aineita eikä neonikotinoideja, jotka muuten on jo kielletty. Ja mietin tässä myös muita vastaavia aineita, kuten trikloridi. Meidän täytyy jatkaa nyt sen peräänkuuluttamista, että kansalaiset pidetään pidetään etusijalla, ympäristö otetaan huomioon ja meidän suosituksiamme todella ryhdytään noudattamaan. Kiitokset. Kiitos tästä ja seuraavaksi Whites. Kiitos puhemies. Uusen 10-15 prosenttia tämä sato kasvaa. Tällainen argumentti, mikä tätä vaarallisia torjunta-aineita, mutta mihin, mikä sitten on tämä torjuntainen hinta, jos sitten tulee kuolintapauksia ja biodiversiteetti kapenee ja jos sitten on merkittäviä terveysjärjestelmäongelmia, no myös tämä kaikki vaat, jotta sitten kansainvälisen kustannuksen, niin se on korkea hinta, jolla sitä maksaa. On epäilemättä niin, että torjunta-aineet tai monet torjunta-aineet sisältävät tällaisia riskejä, joita voidaan hyväksyä. Ne aiheuttavat vahinkoja ympäristölle, kansalaisille ja myös sitten viljelijöille, jotka käyttävät näitä torjunta-aineita, tulee avoimuuteen ja näihin tarkastuksiin sitten jatkossa otetaan paremmin huomioon tämä terveyden ja ympäristöaspekti torjunta aineiden lupamenettelyssä. No, tämän pitää ottaa paremmin lupin alle. Näin olen vetoon, että tämä puolesta ja edustaja McIntyre sanoitte, että tässä tekstissä on vain tiettyjen ryhmien kannat, nähtävissä iloiset kannat. No, tämä tarkoittaa meitä vihreitä. Mitä nyt tarkoittaa, että miten voidaan päästä kompromissiin ECR, sosiaalidemokraatti, tämän GUEn, liberaaliin ja muiden välillä. No kaikki tästä puolta vain teette, edustaja Taira, jotka editte yli sata tarkistusta tähän mietintöön. Haluatte hajottaa sen ja en usko, että tämä on meidän hyväksi. Se ei ole se, mitä kansalaiset odottavat meiltä. Gracias. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Haasekamp, olkaa hyvä. Europa's goedkeuring van eh, Monsanto... Puhemies. Euroopan unionin glyfos, päätös hyväksyä glyfosaatti oli melkoinen skandaali. Monsanto yhdessä saksalaisen riskinarviointiinstituutin kanssa ja komission kanssa ja EFSAn kanssa äm, tuuppivat läpi tämän luvan y- yksissä tuumin. Tämä perustui aika arveluttaviin, manipuloituihin, peukaloiduihin eh, tutkimuksiin, joita elinkeinoelämä itse oli siis ajanut. Ja tässä asetettiin vaaraan useiden ihmisten ja eläinten eh, henget. Nyt tätä myrkkyä voidaan pumpata mm, eh, maahan, vesistöön, ruoan mukana meidän kehoihimme. Me haluamme ottaa oppia tästä skandaalista niin, että voimme pohtia, miten torjunta-aineita voitaisiin asiallisesti hyväksyä, miten niille voitaisiin antaa asiallisesti lupia. PEST-valiokunnan työ on ollut erittäin rohkaisevaa tässä suhteessa. Ja me olemme tulleet siihen tulokseen, että glyfos, glyfosaattia ei pidä käyttää väärin. Eikä pidä väittää, että glyfosaattien jäämät olisivat, ää, eivät olisi vaarallisia ihmisille tai eläimille. Toivottavasti ää, sekä komissio että neuvosto ottavat vaarin meidän suosituksistamme ja ää, nämä suositukset päätyvät myös elintarvikelainsäädäntöön. Meidän täytyy myös hoitaa ne myrkyt, jotka on jo päästetty luontoon. Glyfosaatista täytyy päästä eroon. Yli miljoona kansalaista on ilmaissut äänensä tämän asian puolesta. Muchas gracias. Kiitokset. Ja Dornan, olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja. Puhemies. Hyvät esittelijät, hyvä komission jäsen 2017 maaliskuussa Yhdysvalloissa yli 200 Monsanto-sivua julistettiin salaiseksi, mutta sitten on saatu selville, että on 20 vuotta sitten jo epäilty mutageenisiä vaikutuksia molekyyleihin, joita käytetään kaikista eniten kasvinsuojeluaineissa maailmassa. Euroopassa on sitten julkaistu tällaisia tietoja myös vaikka on puhuttu glyfosaatista ja myös julkaistu sellainen tutkimus, ettei se aiheuta syöpää eikä muutenkaan haittaa. Tällaisella on maailmanlaajuisia vaikutuksia. 2017 kuitenkin komissio esitti, että Euroopan kansalaisaloite hyväksytään, kun kyse on glyfosaatin kieltämisestä ja näin kasvintorjunta-aineiden myrkyiltä pitää varjella sekä kansalaisia että ympäristöä. Ja tämä sai sitten yli miljoonaa allekirjoitusta osakseen. Mitä erityisvaliokunta on parlamentissa sitten tehnyt siitä lähtien? Minä toimin oman ryhmäni koordinaattorina ja olen eh, vaatinut, että tällaisia kuulemistilaisuuksia järjestetään lupamenettelyssä. Minä olen ollut erityisen hämmästynyt, kun eh, valheita on esitetty aika lailla järkyttävällä tavalla tietyissä vastauksissa. Tämä maatalouspuolen ja kemian teollisuuden painostusjärjestöjen toimi on aivan järkyttävää ja valiokunnassa esitettiin reilusti yli tuhat tarkistusta ja tässä esitetään sitten erilaisia kannanottoja, kannanottoja jotka ovat toinen toisiaan vastassa täysin. 152 tarkistusta on tehty, suurin osa puoltaa niistä kasvinsuojeluaineita. Ja näissä esitetään, että poistettaisiin sellaiset kohdat tekstistä, jotka häiritsevät Mm, tiettyjä tahoja. Minä olen esittänyt yhden ainoan tarkistuksen tähän tekstiin ja se on mielestäni erittäin kiireinen ja erittäin vakava, eikä sitä pysty kiistämään, kun kyse on asetuksen korjaamisesta, jotta haavoittuvia ryhmiä voitaisiin suojata enemmän. E, viipymättä täytyy ottaa käyttöön nämä riippumattomat vaatimukset esimerkiksi koulujen, mm, sairaaloiden, Ähm, synnytyslaitosten, hoitolaitosten, pikkulasten hoitolaitosten läheisyydessä ei saisi käyttää näitä aineita alkuunkaan. Muu, jos nämä tarkistukset, joissa esitetään suojeluaineiden tai puoltavia näkemyksiä menevät läpi, se on kyllä aivan järkyttävää. Silloin voidaan vain sanoa, että jälleen kerran lopausjärjestöt ovat voittaneet me, jos me hyväksymme tällaisia tarkistuksia, jotka itse asiassa haavoittuvia kansalaisia eivät suojaa ja myöskin sitten kansan terveyttä vaarantavat. Kiitokset. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Luazo, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitos puhemies. Best valiokunta perustettiin Mosat Papersin jälkeen, joten tämä voi tavoitteena ei ollut nyt antaa mitään poikkeuksia Torontolle, vaan määritellä mitä heikkouksia nyt on ollut tässä eurooppalaisessa lupamenettelyssä ja oikaista ne, kuten usein tässä nyt sitten on peitelty tiettyjä asioita. Konsensushakuisuus on korvannut tässä kansanäänen. Ja Bruno Golnic sanoi tästä konsensushausta seuraavaa, että tässä on otettu. että Tässä pitää miellyttää kaikkia, tietysti veljiään, paitsi silloin kun veli kuuluu ENF-ryhmään. Ja lopputulos on tällainen heikko teksti, jossa ainoat iät vain vahingoittavat tilannetta. Ja kansahan pyytää enemmän kansallista mutta sen tahto ei ollut tässä kuulluksi. Mutta onneksi tämä tyyppinen toiminta on loppumassa – esittelijän tahto on tässä mennyt väärään suuntaan. Boss V sanoi, että EU sanoi jotakin, että sopii erittäin hyvin tähän tilanteeseen, se vaikutti ihan kuin EUlle luodulta. Suurin osa kollegasta oli samaa mieltä yhdestä asiasta EFSA on ollut rahoitustoiminnan ongelmallinen, jos ajatellaan se rahoitustoimintaa, ja se on lähellä suuria toimijoita valitettavasti. Tämä äh, haluaa vain lisää vaikutusvaltaa tämä jossa toisaalta kun EU luo ongelmia, pitäisi enemmän EUta olla, jotta ratkaistaan nämä ongelmat luonkojen euroskeptinen aalto Italiassa, Etelässä tai Puolassa, ranskan kieltä liivit, Brexit, kaikki nämä – myllerrykset ovat hyvin selkeitä. Kansat eivät halua, että valtiot kuolevat, he eivät halua enempää Eurooppaa, he vastustavat näitä toimia. Tarkistuksemme lähtevät siis yhdeltä ideasta siitä, että luomennettelyksellä niin tässä pitää palauttaa tämä prosessi jäsenvaltio kokonaisuudessaan. Tässä vidattaa huomioon tietysti maanviljelijöiden kokemukset, kun se uusi järjestelmä, se pitää olla avoimempi, johdonmukaisempi EU-kauppapolitiikan kanssa – Eli jos kielletään tietty aine Euroopassa, niin sitten pitää myös kieltää sen tuotteen tuonti, jos, äh, siis to, toisen tuotteen tuonti, jos sieltä tämä ainetta EFSAn pitää nyt ryhdistäytyä ja sen johtajan pitää erota, koska tämä lupamenettelmä täysin metsään. Ryhmämme on ehdottanut tätä tarkistusten kautta täysin päin vastoin kuin mitä parlamentti on yleensä ehdottanut. Kiitos. Gracias. Kiitokset ja Peterle. Kiitoksia. Puhemies, arvon komissio, hyvät kollegat. Yhteisesittelijöitä on syytä kiittää siitä työstä, jota he ovat tehneet, ja kiittäisin myös komissaaria PEST-valiokunnan mietinnön tarkoitus oli se, että voisimme luoda luottamusta EUn elintarvikejärjestelmään. On korkea aika sille, että glyfosaatit myrkyttävät sekä ympäristön että poliittisen keskustelumme. Nyt vaalit lähenevät ja se tarkoittaa sitä, että aika hanakasti käytämme kaikenlaisia sloganeita pikemminkin kuin turvautuisimme faktoihin. Ja siksi olenkin erityisen iloinen tähän PEST-valiokunnan mietintöön, kun siinä edellytetään, että Aina kun puhutaan elintarvikkeista tai ihmisten ja ympäristön terveydestä, niin meidän täytyy perustaa kaikki, mitä sanomme, tieteellisen näyttöön. Mutta enemmän täytyy vielä tehdä, jotta kansalaiset luottaisivat enemmän EU-instituutioihin. Monet virastot ovat antaneet erilaisia tuloksia kasvintorjunta-aineiden glyfosaatin karsinogeenisyydestä. Nyt meiltä loppuu kohta aika. Kemikaali, kemikaalien käyttö elintarvikkeissa tekee hallaa niin ilmastolle, maaperälle, vedelle kuin luonnon monimuotoisuudellekin. Tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että rakennetaan luottamus uudestaan, vaan tässä on kyse myös siitä, että tieteen perusteet on kyse, kyseenalaistettu. Emme enää voi suostua kompromisseihin. Syövän torjuntaryhmän puheenjohtajana voin kertoa teille, että yhteiskuntana meidän me keskitymme kovasti kyllä siihen, että löydämme uusia hoitoja, mutta emme niinkään halua tai emme niinkään kiinnitä huomiota juurisyiden kitkemiseen. Syöpä on myös yhteiskunnan asia. Jos me haluamme muuttaa asioita, meidän täytyy muuttaa eurooppalaisia paradigmoja, me mukaan luettuna yhteinen maatalouspolitiikka. Torjunta-aineita on. Nyt tarvitaan vain poliittista tahtoa lainsäädännön muuttamiseksi. Mielestäni PEST-valiokunta on askel oikean suuntaan. Kiitos. Muchas gracias. Kiitokset ja Polk, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos myös esittelijöille ja kaikille, jotka olivat mukana tässä työssä. Minä olen raportoinut sitä, miten astusta on pannut täytäntöön, jonka komissaari tässä mainitsi. Ja se hyväksytti suoraan viime vuonna. Ja se kertoo selvästi, että meidän – lupamenettelyssämme on aukkoja, mikä johtaa siihen, että ihmisten terveys ja ympäristö ei tarvitse suojelluksi tällä hetkellä PEST-valiokunnan ansiosta. Meillä on kuitenkin erittäin hyvä teksti me suosituksia siitä, miten e järjestelmää voidaan parantaa ja näin ollen saada taas kansalaisten luottamus päätöksentekoprosessiimme. Sen takia olen järkyttynyt siitä, että ECR-kollegat yrittävät tätä työtämme sabotoida tuolla tapaa. He haluavat poistaa monia kohteita, jotka varmistavat sitä, että esimerkiksi lapsia voitaisiin suojella paremmin. He haluavat estää neurotoksisuuden mainitsemisen näissä arvioinnissa ja muitakin seikkoja, jotka myös siihen, että tehdä, ihmiset täytyy tällaisin paremmin. Mutta sehän on suurin tavoitteemme, elintarviketurvallisuus ja terveys. En ymmärrä ollenkaan, miksi ECR-kollegat haluavat ottaa tämän pois EU-kansalaisilta. Se on ihan absurdia. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että EU-lainsäädäntö perustuu varovaisuusperiaatteeseen ja sitä pitää aina käyttää, jos tieteellistä näyttöä ei selvästi ole vaikutusta terveyteen ja ympäristöön. Juuri tämä periaate on tärkeä. Ja tekstissähän puhutaan siitä, että lupamenettelyjen avoimuus lisääntyy. Ja tällä pyritään auttamaan myös maanviljelijöitämme. Ja toivon, että, että voitte tukea tätä raporttia sitten. Kiitos. Kiitokset. Kiitos puhemies. Noin vuosi sitten glufosaatin lupia jatkettiin. Tämä tarvikeketjuun, mutta myös maanviljelijöiden olemassaoloon jatkumiseen. Voin vain tietyn varauksin tuketa tekstiä, koska tässä pyydän mitä tämä komissio työtä ja tässä tuon tuon lobariden työ enemmän etu siitä, että antaa nämä vastuutta EFSAlle. Kuulostaa hyvältä idealta, mutta vain jos EFSAlla on tarpeeksi resursseja tätä varten. Mutta vastuuta pitää jättää myös jäsenvaltioille ja viljelijöille. Paikallinen viljelijä tietää parhaiten, miten hän voi kestävästi tuottaa elintarvikkeita. Ei kysytä suurotusta, vaan tieteilijöiltä, miten voidaan saada aikaan terveellinen tulevaisuus. Haluan, että Euroopassa tulevaisuus, haluan, että maanviljelijö on tervettä. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos tästä ja huitama, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, geachte... Kiitoksia, puhemies. Arvon puhemies, hyvä komissio. Tämä on jo ties kuinka mones keskustelu DDTstä ja äh, torjunta-aineista. Ei varmaankaan viimeinen ennen vaaleja. Aina toistuvasti hu- huomaan, meille, meille tulee vastaan tilanteita, joissa tieteellisen työn luotettavuus kyseenalaistetaan, vaikka meillä on nimenomaan kaikkein luotettavin lupamenettely koko maailmassa – Esimerkiksi on, on useita sellaisia ainesosia, joita emme kerta kaikkiaan hyväksy. Jos me alamme kyseenalaistaa ja haastaa tieteen, niin sehän vetää mattoa koko järjestelmän alta. Tietysti ruoan tuottaminen tarkoittaa sitä, että kajotaan luontoon. Sillä on aina vaikutuksia ympäristöön mutta viime vuosikymmeninä viljelijät ovat tehneet kovasti työtä voidakseen minimoida ympäristövaikutukset. Ja maata tarvitaan tietysti, sellaista maata, joka, ma, ma, siis maa on yhteinen hyvä ja toisaalta kemiallisiakin aineita joutuu käyttämään, koska muussa tapauksessa tulee kauheasti elintarvikehävikkiä, koska ö, vil, tullaan viljelleeksi sellaista ruokaa, jota tuholaisten vuoksi ei voida syödä. Meidän täytyy antaa viljelijöille mahdollisuus suojella sekä maaperää että ympäristöä. On myös luomuviljelyä olemassa. Se tarkoittaa sitä, että maaperään kiinnitetään enemmän huomiota. Gracias. Kiitokset ja Rivasi, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, hyvät esittelijät glyfosaattiskandaali osoitti, millä tavalla me kaikki joudumme kärsimään tieteen manipuloinnista, miten suuret yritykset ovat ottaneet tieteen haltuunsa ja kidnapanneet sen ja käyttävät sitä omiin tarkoituksiinsa. Tämä osoitti, että me olemme nyt aluksi kolmen jäsenen voimin sitten sosiaalidemokraattien voimin saaneet aikaan tällaisen erityisvaliokunnan kansa, kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä valvomaan unionissa. Ja näin sitten olemme pystyneet osoittamaan, miten eurooppalainen järjestelmä on äärimmäisen monimutkainen ja minkälaisia puutteita siinä on, kun sitten markkinoille kasvinsuojeluaine myyntilupia annetaan uskomattomia virheitä. Teollisuus itse asiassa valitsee jäsenvaltion, missä tuota lupa haetaan, minkälaisia tuloksia sitten aikaan saadaan, kuka, minkälaisia tuloksia päätetään olla julkaisematta. Muistan, että tämän komission jäsen, koska me emme saaneet tuloksia kaikista teollisuuden tekemistä tutkimuksista ja ketkä sitten ovat itse asiassa tehneet näitä tutkimuksia. No, vain nimettöminä tällaisia leikkaa liimaa tutkimuksia meille on toteutettu. Yritykset itse ovat näitä tutkimuksia keinotelleet. On aivan uskomatonta, ettei minkäänlaisia säännönmukaisia tutkimuksia ole ollut. Kaikenlaisia poikkeuksia on voinut saada jatkuvasti, jos on voinut saada mm, määräaikaisia siirtymäaikoja ja muita vastaavia. Tällä näitä ei sitten riittävästi valvota Euroopan tasolla. Eli on hyvin merkittävää, että kaikki kollegat täällä nyt äänestävät tämän tekstin puolesta, koska toukokuussa vaalit ovat jo tiedossa ja on meidän kaikkien Euroopan kansalaisten terveyttä nyt puolustettava ja lainsäädännön vahvistamista myös, eikä anneta kansallisella tasolla sitten päättää, mitkä aineet tulevat arvioitaviksi. Tässä puhutaan suorastaan Euroopan tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitos tästä sitten Konechna. Vážené kolegyně a kolegové. Kollegat, minä olin mukana, kun alussa päätettiin ja määritelty on valiokunnan mandaatti. Sen takia muistan erittäin hyvin, mitä perusteluja erityisesti oikeistolaisten ryhmien jäsenet käyttivät. Ja minun nyt ärsyttää tietysti, että pitäisi, että, että tämä kaikki toiminta, jos oltaisiin perustettu tämä valiokunta teidän haluamalla tavalla, niin siinä olisi mitään järkeä ylipäänsä lopputulos. Nyt vastaa tehtyä työtä toisaalta on paljon myönteisiä asioita saavutettu esimerkiksi on saatu aika lisää, tai saatu pyydettyä lisää avoimuutta tutkimuksesta ja sitten eturistietoihin on puhuttu toisaalta. Sitten tietyt aiheet on siirtynyt takaralle mukaan, muun muassa glyfosaatti tai se, miten kestävästi torjunta-aineita kaiken kaikkiaan. Neuvottelut valiokunnassa eivät menneet tämän hyvässä hengessä. No, nämä asiantuntijapyynnöt evättiin meiltä usein, se on yksi ongelmista. Vetoisin tein, että ette tue eteen, tai ette vestä enempää tätä tekstiä lopussa äänestyksessä. Kiitos. Gracias. Kiitokset ja Pericini, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies. Lopultakin tämä maailmanlaajuinen taistelu torjunta-aineita ja kemiallisiin aineisiin perustuvaa viljelyä vastaan on saatu käsittelyyn täällä Euroopan parlamentissa. Kansalaiset ovat yhä tietoisempia niistä riskeistä, joita nämä aineet tuovat muassaan. Me olemme sitä mieltä, että torjunta-ainelainsäädäntöä täytyy parantaa. On ehdottomasti parannettava avoimuutta ja siksi olen esittänyt muutosehdotuksia, jo, joiden mukaan esimerkiksi ennaltaehkäisevä torjunta-aineiden käyttö tulisi lopettaa välittömästi. Ainoastaan kemikaaleista vapaa viljely on puhdasta viljelyä. On tiettyjä vaikuttavia aineita, joilla on sisä, vaikutuksia sisäeritykseen. Ja esitän muutosehdotuksia, joiden myötä kielletään kaikki ne aineet, jotka ovat kiistatta neurotoksisia – niitä ei tulisi enää käyttää. Ja seuraava askel on se, että kiellämme sellaisten ruoka-aineiden tuonnin, joissa, joiden kasvatukseen on käytetty näitä aineita, koska siinähän, siinähän ei ole mitään järkeä, että me kiellämme nämä aineet itseltämme, mutta sitten tuomme niitä ruokia, joiden kasvattamiseen on käytetty glyfosaatteja. Meidän täytyy jatkus, meidän on pidettävä huoli siitä, että tuotteita käytetään ja myydään ainoastaan niin, että ihmiset ovat tietoisia siitä, että tällaisia aineita on käytetty. Kansalaiset haluavat enemmän tietoa. Ja haluan kiittää kaikkia niitä esittelijöitä, jotka ovat osallistuneet tähän taistoon Euroopan kansalaisten tähden. Kiitokset ja Bogovic in takoj na začetku iskrene čestitke. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella molempia esittelijöitä. He ovat laatineet erittäin tasapainoisen tekstin ja heillä on hyvin ongelmallinen lähtökohta tässä. Ja glyfosaattihan vaikutti keskustelun terveys on erittäin tärkeä aihe minkä kansalaisetkin ovat osoittaneet täällä kansalaisella. Ja kun pidetään huolta omasta terveydestä, niin käytetään lääkkeitä, mutta mitä vähemmän niitä käytetään, niin sitä parempi. Sama päättää. myös maatalouteen. Meidän tulee suojella kasvien terveyttä ja joskus sitten pitää käyttää torjunta-aineita tähän, mutta on olemassa perinteistä viljelystä myös lumuviljelyä molempiin päättää, että käytetään tällaisia torjunta-aineita, mutta niitä pitäisi käyttää mahdollisimman vähän. Kyse on kehittymisestä eikä vallankumouksesta. Ala muuttuu voimakkaasti. On itse maanviljelijä tiedän, mitä viljelijä pitää tehdä ja miten. Ja tiedän, mitä muutoksia on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana. Me käytämme vähemmän torjunta-aineita ja olemme avoimempia tästä kaikesta nyt. No, näitä sääntöjä pitää vahvistaa ja lisäksi uskon, että on erittäin tärkeää saada riittävästi kapasiteettia EFSAan, jotta ne täytetään kaikki mahdolliset tar- tarkastukset ja lisäksi tarvitaan liikkumavaraa ja joustoa innovoinnille, jotta voidaan robotiikkaa, että saadaan vihreämpää eurooppalaista maataloutta mielestäni. Tämä olisi oikea tapa eteenpäin myös y- YMPssä ja äänestän puolesta. Tässä on kaksi minuuttia. Mikrofoni. Yes. Protegera santé de 500 miljoonaa. Niin, Euroopan kansalaisten terveyttä haluamme tuo, suojata, luonnon monivuotoisuutta varjella, siinä vastuumme. On totta, että tämä mietintö, jota olemme laatineet, vaatii avoimuutta entistä enemmän, riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja myös varovaisuusperiaatteen tiukkaa noudattamista. Tämä on rakenteena meidän tekstissämme. Minä olen johtanut puhetta tässä erityisvaliokunnassa ja kiitän Norbert Lindsey ja Bart Saesia, molempia esittelijöitä erinomaisesta työstä. Kiitokset myös kaikille jäsenille, jotka ovat viimeisten yhdeksän kuukauden aikana tehneet työtä tässä valiokunnassa. Kaikki ovat tehneet työtä vahvasti, mutta jotkut ovat toimineet hivenen epävarmastikin tässä. Kuitenkin uskon, että tässä erityisvaliokunta olisi pystynyt kokoontumaan vaikkapa vuosikausia, eikä, eivätkä tietyt mielipiteet olisi muuttuneet. Tämä on demokraattista keskustelua. Yhdeksän kuukauden jälkeen me olemme pyrkineet vastaamaan avoimuushuoliin ja kansanterveyshuoliin, joita kansalaiset ovat meille esittäneet. Tietyt yritykset ovat tahtoneet vahvasti meitä painostaa ja ovat tahtoneet myös pyrkiä osoittamaan, että tieteelliset tutkimukset, vaikkapa Monsanto, vaikuttavat näihin lupamenettelyihin. Hyvä komission jäsen, nyt on tarvetta parantaa kasvinsuojeluaineen lupamenettelyjä EFSassa ja muuten ja minä kiitän erityistä, erityisesti Pavel Potsia, joka on tehnyt hienoa työtä asian eteen. Toivomme komissiota mahdollisimman nopeasti antoa, jonka jälkeen ryhdyttäisiin eurooppalaista lääkeaineiden lupamenettelyä uudistamaan se, se vastaisi sitten myös parlamentin toiveeseen. Toivomme tätä komission, komissiosta. Kiitos Demes Maakker, minuutti. Commissaris, collega's, toen het eh, debat... puhemies, hyvät kollegat. Kun glyfosaattikeskustelu alkoi pari vuotta sitten, niin minä edellytin eh, suurempaa avoimuutta ja riippumattomuutta tutkinnoissa. No nyt kun PEST-valiokunta on tehnyt työnsä, niin minun ryhmäni tukee kaikkia sen löydöksiä ja suosituksia – meidän täytyy toimia riippumattoman objektiivisen tieteen puolesta niin, että menettelyt ovat avoimia. Meidän järjestelmämme on jo nyt tiukka, mutta aina sitä voi vielä parantaakin, jotta voimme palauttaa kansalaisten luottamuksen näyttöön perustuviin menettelyihin, joka antaa myös riittävät takeet ympäristön hyvinvoinnille ja kansanterveydelle. Sitten seuraavat kommentit vielä. Onko glyfosaatti karsinogeenista? No siihen voidaan vastata vain, kun tehdään enemmän tutkimuksia, ei poliittisen puheen perusteella. Ja tämä on osa laajempaa keskustelua, joka koskee kestävämpää maataloutta. Edustaja de Mesmaker, edustaja Tarabella, La on sinisen, sininen kortti, että kysymyksen, sopiiko? Tarabella, zeker vast. Ja. No tottahan toki. Tarabella on hyvä ystäväni. Olkaa hyvä. De sanoi, että juuri, että tuette täysin komissiosuustuksia kuitenkin. Olette Varmentin ja sen samassa ryhmässä kuin McIntyre. Voitteko selittää, miksi te olette päätelmien puolesta, tai siis valiokunnan päätelmien puolesta, ja, ja samaan aikaan McIntyre samaa mieltä, joka on vastaan. Voitteko selventää? Enää Demesmaker. Demesmaker. No, ihan yksinkertainen on vastaus. Minä puhun oman valtuuskuntani puolesta ja äänestän sen mukaan. Ja minä noudatan omaa poliittista puoluettani. Hoisling minuutti. Kollegat, tässä saada taas luottamusta kansalaisilta, koska glyfosaatti tarinassa menetettiin paljon luottamusta johon. ja nyt sitten ulkopuolella on vaikutelma siitä, että kemian alan on suurempi rooli kuin ympäristön ja terveyden intresseillä. Ja tämä pitää oikeastaan nopeasti. monia puutteita lupamenettelyissä. No, me käytämme vain kemian alan tutkimus, se on yksi puutte, Kun por- määritellään, että ei, tämä ei voi jatkoa tarvitaan lisää riippumattomuutta tutkimustyötä, tämä on ihan selvää on täyttä avoimuutta ja kollegat. Uudessa elintarvikelainsäädännössä tämä voidaan jo ottaa sovelluksen. Ja tässä on mielenkiintoinen kysymys kansainvälisen puolelle. Tuletko katsomaan myös sen puolesta, mitä komissio sitten on jättänyt tässä edukseen, vai tullaanko tässä taas näkemään vastustusta, joten tässä tuo ydin täysi avoimuus, mutta pitää myös pohtia vaihtoehtojen tukemista. Tämä ei voi jatkua niin, että kemiallisten aineiden käytöt näin. Tästä pitää antaa vain tiettyjä poikkeuksia. Kiitos. Omar G. Kiitos edustaja Omar G. Minuutti. Merci. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä mietintö on hyvin merkittävä. Kukaan ei voi enää väittää, ettei tiennyt. Kaikki tietävät nykyisellään, että te kannatte tästä vastuuta yhdestä merkittävimmästä terveysskandaalista Euroopassa, eli glyfosaattiskandaalista, koska pitkälti päätettiin jatkaa myrkytystoimia. Ja komissio on epäonnistunut kansalaisten terveyden suojaamisessa ja on halunnut itse asiassa monikansallisten yritysten, kuten Monsanton, elämää suojata. Tämä on vakavaa. Ja nyt jos ajattelemme näitä kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyjä, kyse ei ole Euroopasta, joka suojelee, vaan siitä, joka saastuttaa ja tappaa elävää. Ja siksi muistutankin siitä, että nyt oikopäätä täytyisi päättää myyntilupa kasvinsuojeluaineilta, jotka on kiistautettu, ja ne heti aloitamme tuosta, aloittakaamme glyfosaatista. Kiitos. Niin Herans Garcia, minuutti 30. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat keskustelemme siitä, miten voimme kansalaisten terveyttä suojata. Ja näin suojaamalla ympäristöä ja elintarvikkeita näin voimme toimia. Ja kansan kasvinsuojeluaineiden täytyy tulla käytetyiksi aivan oikein ja me tahdomme, että vaikutukset olisivat aivan oikeat sitten terveyteen ja myös ympäristöön. Näin voitaisiin kuitenkin suojata hedelmiä ja vihanneksia Euroopassa riittävästi tuholaisilta. Tämä ei nyt oikeastaan ole kovinkaan nyt hankala asia. Meidän täytyy pohjautua selvästi puolueettomiin tieteellisiin kriteereihin. Meidän täytyy toimia avoimesti, turvasti vastuullisesti ja luoda varmuutta ja luottamusta kansalaisten piiriin. Meidän täytyy politiikan kautta tarjota sellaiset välineet, että tieteen tekijät pystyvät tekemään työtä. että ei sinänsä saa ryhtyä politisoimaan oikopäätä. Muussa tapauksessa me välitämme ideologisia viestejä, kuten glyfosaattiasiassa usein kävi. Kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet työtä. Kiitokset kollega Linsille. Hän on aivan valtavasti ponnistellut asian eteen, joten kiitän häntä vielä kertaalleen. Kiitos edustaja Tarabella minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. Useita kuulemisia on järjestetty erityisvaliokunnassa. Eurooppalainen lupamenettely on kaipaa parannusta. Tähän on mennyt pitkät ajat, jotta valoa saataisiin heijastettua tähän aiheeseen. Ja molempien esittelijöiden tekemä mietintö on hieno. Siitä heitä onnittelen. Otan kuitenkin muutaman kohdan esille. Meidän täytyy varovaisuusperiaatetta noudattaa paremmin. Sitten täytyy riippumattomuus taata kautta lupamenettelyyn. Jäsenvaltioiden ja komission täytyy saada riittävät varat riippumattomuuden takaamiseksi. Neljänneksi täytyy täytyy löytää innovoinnin kautta uusia suojeluaineita. Lisäksi täytyy olla myyntiluvan saamisen jälkeinen valvontajärjestelmä ja lisätä myös avoimuus ja riippumattomuus kriteerit ja eturistiriitojen poistokriteerit näihin myyntilupiin. Kiitokset erityisluvan, erityiskomitean työntekijöille ja toivon, että tämä tuki näkyy äänestyksen. Nikolsa minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Ehkäpä Tarapella ja minä molemmat tuomme McIntyren näkemyksiä ja ehkä tämä myös mm, sulattaa jäätä. Jos puhutaan glyfosaateista ja muista kasvinsuojeluaineista, niin ne eivät ole mitään luksusta, vaan välttämättömyys. Glyfosaatin käyttö elintarvikkeiden tuotannossa on myös hyväksi ilmastonmuutokselle ja kestävälle maanviljelylle usein Euroopan unionissa ollaan terveellisen ruoan tuotannon puolesta puhujia. Ja paras keino saavuttaa tämä tavoite on kuunnella tieteellistä näyttöä. Olen yhtä mieltä, er, niin komissari, miten te ta- takaatte kaiken tämän? Jo- jotakutahan täytyy uskoa, johonkin täytyy luottaa johonkin täytyy luottaa. Ja jos johonkin haluaa luottaa, niin kannattaa luottaa niihin, jotka hallitsevat tieteellisen näytön. No eihän sataprosenttista turvallisuutta ole, mutta jotakuta täytyy uskoa ja ne ovat tiedemiehet. Ribeiro minuutti 30. Um Kiitos puhemies molemmille esittelijöille onnittelut hienosta lopputulosta. He ovat eh, arvioineet tieteellisiä eh, tietoja hyvin tarkkaavaisesti tässä skandaalimaisessa valhe tapauksessa, joka liittyy glyfosaattiin puolueessa, niin me aina haluamme puoltaa äänestäjiemme oikeuksia, jotta löydämme paremmat ratkaisut kaikille. Me haluamme löytää maanviljelykseen, maanviljelystä palvelevia ratkaisuja myös. Täytyy toimia vastuullisesti myös maanviljelyksessä. Joskus on sanottu, että täytyy käyttää näitä aineita maataloudessa. maataloustuottajilla tietysti on suuret intressit näitä käyttää, mutta sääntöjen mukaisesti tietenkin, jos ajattelemme eri tutkimusnäytteitä, niin hyvin monet tulokset ovat osoittaneet kyllä Euroopan unionissa, että suurin osa tuloksista ovat lupaavia ja turvallisia näistä aineista käyttää, mutta ongelmia tietysti on ja tilannetta täytyy entisestään pyrkiä parantamaan. Ja toivon, että myös elintarvikevirasto, että muut virastot saattavat riittävästi varoja oman työnsä loppuun viemiseen. Näin haluamme myös kansalaisten luottamusta parantaa. Aguilera Garcia, minuutti. Gracias. Kiitokset puhemies. Kaikkia erityisvaliokunnan työhön osallistuneita. Kiitän erityisesti esittelijöitä, koska uskon, että lopulta esitetty mietintö on hyvä ehdotus. Haluan tukea kaikkia vastaavia avoimuutta tukevia hankkeita sellaisia hankkeita, joissa tie, tiedotetaan asioista tarkemmin kuluttajille, joissa vähennetään hallinnollista taakkaa ja kun halutaan sitten tieteellistä eh, tietoa oikealla tavalla välittää näin tuen tätä kasvinsuojeluaineen menettelyn, lupamenettelyn parantamista. Jos ajattelemme, miten paljon nämä kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyt ovat lehdistössä esillä, niin meidän täytyy pohjautua aina tieteellisiin tietoihin. Ja teknisesti ja tieteellisesti viedä tätä keskustelua aina eteenpäin. Uskon, että sopimus on nyt hyvä ja toivon, että sitä äänestyksessä suuri joukko tukisi. Kiitos, edustaja Kuzmiuk, minuutti. Eh, Kiitos paljon, rouva puhemies, komission jäsen. Tässä nyt puhutaan tuosta maltteista mietinnöstä. Kysehän on erityisesti kasvisuojeluaineiden lupamenettelyistä ja haluaisin nyt viitata siihen, että Euroopan komission päätös joulukuuta 2017 johtaa johti nyt siihen, että oli ollut tyytymättömyyttä yhteiskunnassa. Senpä vuoksi Pestvalikunta perustettiin. Lisäksi taustalla on tuomioistuimen päätös elokuuta 2018, tai siis Yhdysvaltain tuomioistuimen päätöksestä silloin, ja glyfosaatin haitallisista vaikutuksista oli siinä kyse. 300 miljoonaa dollaria silloin piti maksaa korvauksia. Best erityisvaliokunta on vaatinut nyt lisää avoimuutta ja kyse on siitä, miten glyfosaatti kiellettäisiin julkisilla paikoilla, mutta tämä ei ole vielä riittävää. Kiitos. Dela E, kaksi minuuttia. Oui, merci, madame la présidente. Kiitän puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Glyfesaatti, vaiko ei? Siinä kysymys piilee. Kansalaiset toivovat, että elintarvikkeiden turvallisuus tulee taattua ja myös menettely on mahdollisimman yksinkertainen. olemme kuunnelleet asiantuntijoita, monia alan toimijoita ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tieteen pitää olla päätöstemme vankkana pohjana. Sitä olen kolme vuotta vienyt asia täällä eteenpäin. Ja olen tyytyväinen siitä, että mietintö tulee samaan johtopäätökseen. Meidän täytyy parantaa luottamusta sekä jäsenvaltioiden että instituutioiden päätöksentekomenettelyyn. Meillä on mahdollisimman suojaava järjestelmä suhteessa muuhun maailmaan. Sitä ei kannata unohtaa. Meidän täytyy jatkaa yhtä korkealla vaatimustasolla. Tähän asti ongelmia on edelleen ollut. Ja minä olen myös maanviljelijä ja olen yli kymmenen vuotta toivonut vaihtoehtoisia kasvinsuojeluaineita. Meidän täytyy toimia vaativasti, mutta taata elintarvikkeiden turvallisuus. Täytyy tarjota myös tavoitteille jonkunlaisia välineitä ja keinoja. Ei pidä tässä nyt naivisti edetä eikä pidä antaa yrityksille mahdollisuuksia omia tutkimuksiaan julkaista. Meidän täytyy aina ympäristöä arvostaa ja kunnioittaa entistä enemmän. Meidän täytyy arvostaa myös maanviljelijöitämme. He voivat vastata erilaisiin odotuksiin ja tarpeisiin. Meidän täytyy tukea maanviljelijöitämme erityisesti suhteessa muun maailman kilpailuun. Muussa tapauksessa me ammumme itsemme jalkaan. Tämä liittyy sekä talouteen, terveyteen että ympäristön, ympäristön tilaan. Meidän täytyy näihin, näin kriteerein edetä. Olen tyytyväinen mietinnön esittäneiden tekemään työhön. Kaikkia kohtia ei ole saatu vietyä läpi, mutta olennaisin on tässä tekstissä ja toivon, että komissiota saataisiin mahdollisimman nopea vastaus, kuten Pilar Ajuso jo ehti ennen minua sanoa. Kaldemose minuutti. Tack för det. Glyfosat-diskussionen har de senere år fyldt rigtig meget Kiitos. Glyfosaattikeskustelu on saanut paljon jalaisia viime vuosina ihan oikeinkin. Ja tämän takia on niin hienoa, että päätettiin perustaa erityisvaliokunta täällä Euroopan parlamentissa, jotta keskustella siitä, josko voitaisiin toimia paremmin, kuin hyväksytään uusia torjunta Ja lähes vuosi nyt on kulunut ja sen jälkeen valiokunta on tehnyt monia erinomaisia ehdotuksia. En nyt voi niitä kaikkia mainita tässä tänä iltana, siihen ei ole aikaa, mutta kolme haluaisin kuitenkin ottaa esille. Ensinnäkin tarvitaan paljon enemmän avoimuutta lupamenettelyihin. Meidän tulee tietää, mistä raportit tulevat, ketkä tieteilijät ovat taustalla, kuka on rahoittanut minkäkin tutkimuksen. Tarvitaan myös lisää riippumattomuutta eu elimiin EFSA tarvitsee lisää rahoitusta ja lisäksi pitää perustaa tämä kaikki varovaisuusperiaatteeseen. Tuen kaikkia suosituksia. Toivottavasti menevät läpi lainsäädännöksi. Kiitos edustaja Kelly, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia kovasti puhemies. Olen iloinen vuodessani puhua tästä aiheesta ja on hienoa, että voimme käydä keskustelua tästä aiheesta tänään iltapäivälläkin. Olen todella tyytyväinen valiokunnan tekemään työhön ja siihen, että parlamentilla on mahdollisuus tarkastella tätä kysymystä. Aivan kuten komissaarikin aiemmin tähdensi, niin tämä kysymys on saanut paljon huomiota ja me kaikki olemme vastaanottaneet huolestuneita kysymyksiä tästä vaalipiirissämme. Minä itse tulen maaseudulta ja joka päivä keskustelen viljelijöiden kanssa heidän työstään, torjunta-aineista ja myös glyfosaatit ovat askarruttaneet näitä viljelijöitä. He kyllä ymmärtävät ongelmia, mutta ovat myös huolissaan ja turhautuneita, koska vaihtoehtoja ei ole. Puhukaamme selvin sanoin. On erittäin tärkeää, että voimme luottaa tieteelliseen näyttöön tiedemaailma ei voi olla riippuvainen siitä, mitä poliitikot sanovat. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että järjestelmään luotetaan. Muussa tapauksessa ää, äh, tällainen hyväksymismenettely on ihan turha, jos siihen ei luoteta. Äh, EUn hyväksymismenettely on maailman turvallisimpia. Tietysti sitä voidaan vielä entisestäänkin parantaa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kansalaisten ja ympäristön terveys säilyy, mutta myös tila, tilojen elin kelpoisuus täytyy ottaa huomioon. On erittäin tärkeää, että ymmärretään, että viljelijät ovat riippuvaisia tietyistä tuotteista. Ja esimerkiksi jos juuri ennen sadonkorjuuta käytetään kasvinsuojeluaineita, niin se on äärimmäisen tärkeää sadon kannalta. Maa, ilmastonmuutos on johtanut kuivuuteen me tarvitsemme kastelua ja hyönteisten torjuntaa. Ja jos, meillä, jos me kiellämme torjunta-aineet ilman, että meillä on vaihtoehtoja, niin mistä ne tulee mitään, ja niin kiitän vielä esittelijöitä. Kiitos edustaja Caputo, minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Äh, Euroopassa äh, varovaisuusperiaate on ollut äärimmäisen tärkeä, kun on puhuttu elintarvikkeiden turvallisuudesta, mutta nyt tiettyjen kasvinsuojeluaineiden hyväksymismenettelylle on tehnyt hallaa sen läpinäkymättömyys. Ja tämä on aiheuttanut epäilyjä siitä, kuinka vaarallisia tai vaarattomia nämä aineet ovat. Myös tuomioistuimissa on lausuttu näistä asioista. Erilaisia eturistiriitoja, ja puolueellisuutta. Kaikki tämä on aiheuttanut epäluuloisuutta. Ja erityisvaliokunnan pestin mietinnössä osoitetaan, kuinka tärkeää on se, että kansalaisten terveys on kaiken A ja O, samoin kuin ympäristön ja elintarvikkeiden, ympäristön suojelu ja elintarvikkeiden turvallisuus. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja se on otettava huomioon myös hyväksymis... On muistettava, että, että ihmisten luottamus hyväksymismenettelyyn on kaiken ajan. Kiitos. Kiitos edustaja Görling, kaksi minuuttia. Kiitos. Minä eikä poliittinen ryhmäni puoltanut kumpikaan sitä, että perustettiin tuo erityisvalvonta ylipäänsä. En usko, että oli tarvetta tällaiselle välineelle kun oli tuo kansalaisaloite glyfosaatista taustalla. Tämän aiheen taustalla on paljon kuumailman tässä salissa. Tästä puhutaan enemmän kuin mistään muusta aiheesta varmaankin, mitä tulee näihin maataloussektorin kiemsinaisiin. Tietysti tämä on erittäin tärkeä, osa samaa mieltä siitä. En ole ikinä yrittänyt vähätellä sitä, että on sen tärkeyttä, miten pitäisi olla hyvä järjestelmä, mutta EU-järjestelmä on kuitenkin paras, joka voidaan saada, se on ihan selvää. Ja en pidä levätä laakereilla, tiedämme, että komissio ja komissaari ehdotti elintarvikelainsäädäntöehdotuksessa ehdotuksia, jotka voimakkaasti puuttuvat näihin naisiin, jotka monet kollegat ovat esille tänne nyt, joten perusongelmani tämän mietinnön kanssa on se, että se on vaatinut paljon ponnisteluja ja energiaa ja haluan kiittää esittelijöitä tehdystä työstä, mutta mitä tässä nyt on saavutettu kuitenkaan, koska rinnakkain on nyt lainsäädäntömietintö yleistä elintarvilainsäädännöstä, joka tarkastelee kaikki näitä kysymyksiä, jotka on tässä esille, ainakin ne, jotka kuuluvat parlamentin soveltam- äh, kompetenssiin ei tullut kovinkaan paljon tarkistuksia, jotka eivät tosi idealistisia, mutta useimmat eh, niistä ovat mukana näitä kompromisseja, mutta jotka eivät kuitenkaan johda meitä mihinkään eteenpäin. Nyt on hyvät naiset ja herrat, en äänestä tämän puolesta. Tämä osoittaa sen, miten erinomaisia olemme hukkaamaan vain aikaa. Ja odotan innolla yleistä elintarvikelainsäädäntöä, joka on paljon tärkeämpi lainsäädännön palanen. Kiitos. Edustaja Serau Santos, minuutti. Kiitän puhemies. Vaikuttaa hyvältä, että nyt parannetaan myös maanviljelijöiden tilannetta. Meidän täytyy käyttää uusia teknologioita, joiden myötä voimme käyttää entistä vähemmän kasvinsuojeluaineita ja mikäli niitä tarvitaan, niin sitten niitä käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti siihen tähtäämme. Meidän täytyy käyttää varovaisuusperiaatetta, aina muistaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi, mutta täytyy myös maanviljelijöille taata riittävät mahdollisuudet suojata omia viljelyksiään ja pystyä jatkamaan toimintaansa. Ja siksi lupamenettelyn täytyy pohjautua mahdollisimman tiukoihin tieteellisiin toimiin. Täytyy tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka eri eurooppalaiseen maanviljelyskulttuuriin vastaavat oikealla tavalla kautta Euroopan erityyppisissä valtioissa myös kaukaiset alueet pitää ottaa huomioon. And... Menettelemme puhujalistaa nyt. Neljä puheenvuoroa on tullut. Kaikki saavat puheenvuoron. Edustaja Marias alkuun. Ani niin, minuutti. Minuutti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η διασφάλιση υψηλού επίπεδου Puhemies. Laadukkaiden elintarvikkeiden takaaminen ihmisille ja se, että huolehditaan kansanterveydestä on ja eläintenterveydestä on olennaista. Ja kaikkein tärkeintä on soveltaa varovaisuusperiaatetta, joka on olennaisen tärkeä, joka on tietysti myös osa. Perusopimusta tarvitaan avoimuutta tietyn päätöksiin, toimenpiteisiin, tarvitaan riippumattomia viranomaisia eikä sellaisia, jotka vain – seuraavat sitä, mitä sanellaan ylhäältä päin kemianteollisuudelta. Ja tämä tietysti, tai tässä taustalla tietysti tuo Euroopan kansalaisaloite komissio sen Andriu Kaitis. Me tuomme tuotteita Turkista ja niitä valmistetaan siis maassa, joka edelleen salli tietyt kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet, jotka on kielletty EU-ssa. Ja ongelma on se, että ne on kielletty, mutta niitä kuitenkin tuodaan EU-hun, missä ne voi tehdä halla kansanterveydellä. Mitä sitten tähän suhteen tehdään? Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Martseleesi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies. Nyt voimme jo sanoa hyvin selkeästi, että glyfosaatin lupamenettelyssä ei ollut niitä takeita kuin olisi pitänyt olla. Tämän salin enemmistö myöntää tämän ja myös äh, erityisvaliokunta. Meidän lupamenettelymme on liian haavoittuvainen, mitä tulee erilaisiin eturistiriitoihin, joten nyt äh, riippumattomalla, objektiivisella, läpinäkyvällä tavalla täytyy arvioida torjunta-aineiden vaikutukset meidän ympäristöömme sekä ympäristöön äh, glyfosaatista lähtien. Meidän on turvattava ihmisten ja ympäristön terveys ja tarvitsemme tieteelliset tiedot päätösten perusteeksi, eikä Monsanton kaltaisten monikansallisten yritysten arvioita. Me tarvitsemme kestävän ravintoketjun, joka on terveellinen Euroopan, joka terveytemme ja ympäristön asettaa kaiken muun edelle. Kiitos paljon. Kiitokset teille ja seuraavaksi edustaja Ferreira, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Erityisvaliokunnan perustaminen, joka käsitteli tuolaisaineita, johtui siitä, että suuri yleisö oli huolissaan prosessin uskottavuudesta. Tämä ei ollut mitään sattumaa. On tiedettyä, että komissio ja lukuisat virastot altistuvat useinkin teollisuuden ja lääketeollisuuden loppaukselle. Ennalta varautumisen periaate ja varovaisuusperiaate eivät välttämättä aina pysy viranomaisten mielessä asianmukaisesti. Luonnonsuojelun ja yhteisen hyvän tulisi aina voittaa suhteessa teollisuuteen ja voiton tavoitteluun, ei päinvastoin. Riskianalyysiä ei voida käyttää perusteluna jonka pohjalta näitä tärkeitä periaatteita rikotaan. Kun taas ajattelemme vaikutusten arviointia ympäristöön, niin on perehdyttävä siihen, mitä tapahtuu silloin, kun uusia tuotteita käytetään. Herr Scholtes. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Scholtes, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies. Kansanterveyden suojeleminen on yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä, joita meillä on. Tästä syystä tämä mietintö on erittäin tärkeä. Mietintö vetoaa sen puolesta, että järjestettäisiin objektiivinen, avoin arviointi torjunta-aineiden vaikutuksista. Meidän täytyy muistaa tämä viiden vuoden glyfosaatti saaga, joka on aiheuttanut hyvin paljon väittelyä aineen haitallisuudesta puolesta ja vastaan. Ja meillä on ollut myöskin hyvin paljon epäilyksiä, koska glyfosaattia valmistavat yritykset ovat olleet mukana vaikuttamassa. Tästä meidän, syystä meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että meillä olisi riippumattomia arviointeja, jotka ovat puolueettomia. Meidän täytyy myöskin äh, julkaista tieteellisiä tutkimuksia, että voisimme taata sen, että meillä on riippumattomia tutkimuksia. Meidän täytyy taata myöskin julkinen valvonta niille. Kiitoksia. Ja viime hetkellä, juuri oikealla hetkellä vielä edustaja Mosku, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos, puhemies. Jotkut kollegat sanovat, että eurooppalainen elintarviketurvallisuusjärjestelmä on tehokas ja meidän tulisi olla luottavaisia ja luottaa viranomaisiin tällä alalla. Varovaisuusperiaatteen nimissä kuitenkin meidän tulisi toimia niin, että niitä haittoja, jotka ovat tiedossa, ei tapahtuisi. Ajattelen tässä esimerkiksi niitä vaikutuksia, jotka on koitunut Ranskan antilleille – me tiedämme esimerkiksi, että prostatasyöpä on lisääntynyt huomattavasti. Tilanne on sellainen, että lähestulkoon 80 prosenttia väestöstä kärsii tästä patologiasta. Totta kai avoimuudelle on sanottava kyllä, mutta varovaisuusperiaate on otettava varhaisessa vaiheessa huomioon, jotta väestö saa paremman suojan. Andrieu ja minä olemme vaatineet sitä, että näiden tuotteiden, tehoaineiden äh, raja, altistusraja laskettaisiin. Toistaiseksi emme ole saaneet vastausta ja vaadimme, että teette kaikkenne, jotta saamme paremmat takeet ihmisten terveydelle. Kiitos. Kiitokset. Näin äh, olemme kuulleet kaikki muut puheenvuorot. Lopuksi vielä komission jäsen. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia rouva varapuhemies, paljon kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Hyvin tarkkaan kuuntelin eh, teidän puheenvuoronne, haluaisin kiittää niistä. Ja haluaisin vastata nyt eh, muutamiin ajatuksiin. Edustaja Riis. Toisin apuainekysymyksen. Me olemme tekemässä töitä molempien parissa listan ja sen kriteerien parissa. Olemme keskustelleet jäsenmaiden kanssa alustavasti ensimmäistä listasta hyväksyttyjä apuaineita, niitä, jotka ovat jo hyväksytyssä käytössä jäsenmaissa, ja nämä keskustelut jatkuvat. Sitten kolmansia maita koskeva puheenvuoro, jonka Euroopan parlamentin jäsen täällä esitti. Ähm, jäännös arvot koskevat elintarvikkeita. Tämä on aivan selvää. Meillä ei ole korkeimpia määriteltyjä arvoja jäännösarvoille Euroopan unionin eh, ei hyväksytyille aineille. Me voimme tiettyä toleranssia osoittaa kolmansien maiden tuotetta suhteen, jos, jos niissä on apuaineita jääminä. Vain EFSA voi tämän hyväksyminen tehdä ja se tehdään syvällisen arvioinnin jälkeen, eh, jonka myötä suljemme pois riskin kuluttajille. Näin Euroopan unioni on täysin varma asiasta. Ja pyytäisin, että välitätte tämän tiedon kaikille ihmisille, jotka ovat tiedustelleet eh, mahdollisuudesta säädellä kolmansista maista tulevia elintarvikkeita. Yleisesti ottaen luonnollisesti, jos joku syyttää minua siitä, että minä myrkytän ihmisiä, tämä on minulle hiukan hämmentävää. Minun isäni opetti minulle ensimmäisen säännön elämässä, poikani älä valehtele ihmisille, ja viesti vaalienkin alla on sama, älkää valehdelko. Tämä on hyvin yksinkertainen viesti ja toinen hyvin yksinkertainen viesti on se, olkaa hyvät ja luottakaa tieteeseen. Jos me tieteeseen luotamme, kaikki päättyy lopulta hyvin. Tässä on nyt erittäin hyvä mahdollisuus ollut kuunnella teidän suosituksianne, teidän puheenvuorojanne. Hyvin tarkasti otamme harkintaan teidän mietintönne ja voimme ottaa sen huomioon omassa analyysissämme, jonka me tulemme esittelemään teille tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Olen vahvasti sitä mieltä, että meillä on yhteinen päämäärä, elintarviketurvallisuuden tason säilyttäminen, kansan terveyden suojeleminen. Uskoakseni me olemme näissä asioissa tehneet melkoisen hyvää työtä kaiken kaikkiaan. Paljon kiitoksia. Vielen Dank, Herr. Kiitokset teille komission jäsen. Sitten kuulemme vielä molempien esittelijöiden päätelmät. Ensin, ensiksi Eero Lins, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Keskustelu oli varsin tunteisiin menevä ja osoitti, että lähestymme tähän tätä asiaa hyvinkin eri kannoilta. Kuitenkin mielestäni on menestys, että onnistuimme aikaansaamaan täällä parlamentissa puoluerajat ylittävän konsensusmietinnön, jossa onnistuimme ylittämään ideologiset rajat. Todella olemme valinneet tieteeseen pohjautuvan lähestymistavan ja sitähän tässä tarvitaan. Vetoan teihin kaikkiin vielä. Tässä ei kyllä ole tunteelle sijaa ja kollegat, jotka nyt eivät kyllä enää taida olla edes paikalla, kollega Weitz muun muassa, ihan yleisesti leimaa kaikki torjunta-aineet vaarallisiksi, mutta samalla sitten vaikenee siitä, että kaikkein suurin myrkky maaperälle on luomuviljelyssä käytettävä kupari. Jaha, se kamp täällä puhuu edelleen äh, maatalouden myrkyistä. Tai kollega Rivasi äh, puhuu äh, skandaaleista, vaikka tämä mietintö on ja kertomukset ovat tulleet ihan päinvastaiseen lopputulemaan. Minä toivon, että ympäristöä ja maataloutta ei aseteta vastakkain, nehän kulkevat käsi kädessä. Me toki tarvitsemme innovaatioita, tehokkaita ja kestäviä tuotteita varten. Ja tätä varten sitten tarvitaan myös poliittiset puitteet, joita komissio ehdottaa. Kaikilla meillä on sama tavoite, luotettava lupamenettely. Ja uskon, että nyt näiden suositusten kautta parannuksia aikaan saadaan ja toivon, että komissio kuuntelee suosituksiamme. Kiitos. Kiitokset esittelijä. Ja sitten vielä toinen esittelijä me edustajas taas. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivan ensin haluan kiittää yhteisesittelijää Linssiä ja varjoesittelijöitä ja puheenjohtaja Andriötä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Tämä mietintö osoittaa kyllä, että Euroopan parlamentti kuuntelee kansalaisiaan. Sen sijaan, että olisimme lähteneet polarisaation ja populismin tielle, osoitamme, että siitä huolimatta, että meillä on Eh, elintarviketuotannosta ja maataloudesta erilaisia käsityksiä, voimme saada aikaan objektiivisen, läpinäkyvän, riippumattoman lupamenettelyn eh, torjunta-aineille ja kasvinsuojeluaineille. Tätähän meiltä kansalaiset pyytävät ja odottavat. Ei poliitikoilta odoteta sitä, että he huutavat ja kiljuvat. Ei, vaan että he tekevät rakentavaa yhteistyötä ja pyrkivät rakentamaan siltoja eri mielipiteiden ja kantojen välillä. Aina punaisena lankana ihmisten ja eläinten terveys, ekosysteemien kunnioittaminen, eli yhteinen hyvä, ei kaupallisten, yksityisten, harvojen toimijoiden hyvä, vaan yhteinen hyvä. Kiitos. Kiitokset teille esittelijä. Näin tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan keskiviikkona. Ja nyt siirrymme esityslistallamme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on esittelijä Monteiro de Akiarin mietintö ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä. Puheenvuoron saa nyt esittelijämme. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies komission jäsen. Alkuun haluan onnitella neuvostoa siitä, että se on nyt aloittanut oman puheenjohtajakautensa. Toivottavasti voimme saada tämän aiheen, jota tänään käsittelemme päätökseen tällä kaudella. Nyt keskustelemme ilman kuljettajaa vuokratuista ajoneuvoista, joita käytetään maanteiden tavaraliikenteessä. Tämähän on osa ensimmäistä liikkuvuuspakettia ja tarkoitus on korvata direktiivi, joka on ollut voivassa jo 25 vuoden ajan. Haluamme näin ottaa huomioon alan toimijoiden ja koko alan uudet tarpeet ja huomioida ne muutokset, jotka alalla ovat tapahtuneet tänä aikana. Jäsenvaltiot eivät uusien sääntöjen mukaan rajoittaisi ilman kuljettajan vuokrattuja ajoneuvoja, kunhan vain noudatetaan turvallisuusvaatimuksia ja sääntöjä. Näin voimme tarjota parempia markkinoita leasingalalle ja autovuokrausalalle. Eh, nämä ovat tärkeitä seikkoja pk-yrityksille. Uskomme myös, että tätä kautta voimme luoda lisää työpaikkoja jotta markkinoiden vääristymistä ei tapahtuisi erilaisten verotustasojen takia. Haluamme tarjota jäsenvaltioille myös mahdollisuuden rajoittaa omalla alueellaan vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä. Joko ajan mittaan tai niin, että huomioidaan yksittäisen yrityksen vuokraimien ajoneuvojen kokonaismäärä – Eli puhutaan joko ajallisista rajoituksista tai sitten siitä, että rajoitetaan 25 prosenttiin näiden vuokratyönajoneuvojen määrä kokonaisajoneuvon määrästä. Jos ajoneuvoja yrityksessä on 1-4, niin sitten voidaan todeta, että ainakin yksi ajoneuvo voidaan vuokrata. Ehdotamme, että kaikki tiedot näistä ajoneuvoista kirjataan kansalliseen sähköiseen rekisteriin ja tietojen vaihtoa toteutetaan jäsenvaltioiden kesken. Tässä käytetään sisämarkkinoiden tietojärjestelmää hyödyksi. Näin ehdotetaan myös muissa osissa liikkuvuuspakettia toimittavaksi. Näin sisämarkkinat voidaan tällä alalla ottaa joustavasti käyttöön. Samanaikaisesti huomioida myös sosiaaliset säännöt ja markkinasäännöt tieliikenteessä. Puhemies, nyt vetoan kaikkiin, jotta ei tuettaisi niitä tarkistuksia, jotka yrittävät syrjää toisaalta vuokra-ajoneuvojen tilannetta suhteessa omistajien ajoneuvoihin. Eli kehotan toimimaan niin, että emme estä ympäristöystävällisemmän vihreän kaluston liikenteeseen ottoa. Sanokaa ei niille toimille, jotka vaikeuttavat alan toimijoiden toimintaa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Taakkahan aina kaatuu työntekijöiden niskaan näissä tapauksissa. Me puhumme sellaisesta direktiivistä, jonka tarkoituksena kuitenkin on parantaa kaikkien eurooppalaisten elämää. Luonnollisesti tarvitsemme ajoneuvoja, jotka kunnioittavat päästönormeja. Me emme halua minkäänlaista lainsäädännön päällekkäisyyttä, eli sanokaa ei niille tarkistuksille, jotka pyrkivät muuttamaan lainsäädäntöä niin, että eri direktiivit toimisivat tässä päällekkäisinä. Eli huomenna pyydän kaikkia tukemaan mietintöä. Nun erhält. Kiitoksia esittelijä. Nyt puheenvuoron saa komission Boots, olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisat äh, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää TRAN-valiokuntaa ja erityisesti äh, edustaja Monteira ja varjoesittelijöitä tästä kaiken kaikkiaan tasapainoisesta ja hyvin laaditusta mietinnöstä koskien komission äh, aloitetta muokata sääntöjä koskien ilmakuljettajaa vuokrattuja ajoneuvoja nämä ajoneuvot luonnollisesti äh, Anteeksi, tämä ehdotus pyrkii tehostamaan äh, näiden ajoneuvojen käyttöä ja tarkoituksena on äh, myöskin kasvattaa niiden houkuttelevuutta. Mikä enemmän, niin tämä on hyvin tärkeää. vuokra ovat usein uudempia, puhtaampia ja turvallisempia kuin palveluntarjoajien omat ajoneuvot. Keskimääräinen vuokra-auton ikä on paljon matalampi kuin käyttäjän omistaman ajoneuvon palveluntarjoajan omistavan ajoneuvon ikä. Usein ne ovat äh, turvallisuusvaatimuksiltaan parempia ja ne ovat äh, tieturvallisuuden ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu. Ilman kuljettaja vuokratyön ajoneuvojen sääntöjen uudistus pyrkii eh, helpottamaan tämän modernin ja puhtaan ajoneuvon kaudennan käyttöä ja tekemään siihen joustoa. Ja me haluamme taata sen, että toimijat voivat myöskin käyttää ajoneuvoja, joita ovat vuokranneet eh, toimipaikkansa ulkopuolisessa jäsenmaassa ja haluamme tarjota heille oikeusvarmuutta, kun he näin toimivat. Kun auto vuokrataan, sitä pitäisi voida käyttää kaikkialla Euroopan unionin alueella ilman, että erilaisia rajoituksia asetetaan riippuen siitä, missä toimija toimii. Haluaisi välttää suuria seuraamuksia, kuten esimerkiksi ajoneuvokannan suurta siirtymistä toiselle alueelle, voisimme luoda rajoituksia rajat ylittävälle käytölle, mutta näissäkin tapauksissa lyhytaikaiset äh, kysyntäpiikit voitais, pitäisi voida kattaa aina, kun näitä piikkejä esiintyy. Nämä ovat esimerkkejä, joita olemme tutkimuksissamme löytäneet. Mahdollisuus käyttää ulkomailta vuokrattuja ajoneuvoja olisi kipeästi kaivattua. Edustaja Montero mietintö on aivan oikeassa. Mahdollisten rajoitusten purkaminen ja rajoitusten siirtäminen artiklasta 22 artiklaan 23 takaa sen, että jäsenmaat eivät voi rajoittaa alueellaan käytettävien ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä, jos tämä ajoneuvo on vuokrattu sellaiselta alueelta, jolla palveluntarjoaja toimii. Eli lyhyemmin sanottuna, jos kotimaassaan ajoneuvo voi käyttää, sitä voi käyttää kaikkialla Euroopan unionissa – Tarkistukset, joita on huomiseen täysistuntoäänestykseen esitetty suurelta osalta, ovat sellaisia, että komissio voi ne hyväksyä. Minun täytyy kuitenkin kaksi tarkistusta mainita. Ne saattavat tuhota sen hienovaraisen tasapainon, jonka edustaja Montero on löytänyt. Ensimmäinen tarkistuksista tekisi mahdolliseksi jäsenmaille rajoittaa ulkomaisten vuokraajien autojen käyttöä alueellaan, jos ne eivät vastaa uusimpia ympäristövaatimuksia. Yksi argumentti tätä vastaan on se, että vuokra-autot ovat usein puhtaampia ja uudempia kuin muut ajoneuvot. Tämä ei pitäisi olla suuri ongelma. Kuitenkin tämä kaltainen rajoitus tuhoaisi oikeusvarmuutta, jota edustaja Monteron mietintö pyrkii luomaan. Se tekisi mahdolliseksi jäsenmaille soveltaa vuokra-autoihin erilaisia rajoituksia. Ensin pitäisi tarkistaa, voiko kyseistä ajoneuvoa käyttää ja missä riippuen siitä, missä tätä ajoneuvoa haluttaisiin käyttää. Meillä olisi suurempia rajoituksia kuin tarjo- palveluntarjoajien omille ajoneuvoille. Toinen ehdotus pyrkii siihen, että jäsenmaat voisivat rajoittaa tietyissä operaatioissa vuokrattujen ajoneuvojen tuontia ulkomailta omaan lukuun. Tämä saattaisi johtaa sääntöjen sirpaloitumiseen ja eri jäsenmaissa ei olisi yrityksille oikeusvarmuutta, kun ne vuokra-autoja käyttävät. Näitä kahta lukuun ottamatta kaikki tarkistukset voimme hyväksyä. Ne lisäävät vaatimuksia tiedosta, joita tulee tarjota kuljettajille eh, ja parantavat eh, direktiivin eh, sääntöjen noudatettavuutta. Odotan nyt mielenkiinnolla keskustelua. Paljon kiitoksia. Kiitokset komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä SED ja edustaja Griffin kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies äh, Lucy Anderssonin nimissä toteaisin, että nämä ajoneuvot ovat äärimmäisen äh, tärkeitä. Äh, niitä on liikenteessä hyvin paljon ja täysistunnossa on jo puhuttu vuokra-ajoneuvojen tilanteesta, mutta nyt meidän täytyy tätä asiaa käsitellä kiireesti, erityisesti osana tätä liikkuvuuspakettia turvallisuuden, ympäristöhuolten ja kuljettajien hyvinvoinnin täytyy olla meidän painopistealue, eitamme, kun alan kysymyksiä käsittelemme. ST-ryhmä on tehnyt kolme tarkistusta, joita monet MEPit muista poliittisista ryhmistä tukevat. Öö, siitä huolimatta, että olemme toistuvasti pyrkineet löytämään kompromisseja muun muassa kuljettajien koulutuksesta, vuokrattujen ajoneuvojen ympäristövaikutuksista tai markkinoille pääsystä esittelijä ei valitettavasti ole ollut valmis ottamaan muita kantoja huomioon ja näin ollen teksti on heikko pyytäisin, että huomisessa äänestyksessä tuette tarkistuksiamme, jotta ehdotuksen puutteita saataisiin korjattua ja löydettäisiin neuvotteluille neuvoston kanssa hyvä pohja. Kun puhutaan vuokratuista ajoneuvoista, meidän täytyy huolehtia siitä, että päästörajat ovat lain mukaiset. Olosuhteet eri jäsenvaltioissa ovat erilaiset ja jäsenvaltioiden tulisi voida päättää siitä, tuleeko näille raskaiden hyötyajoneuvoille asettaa erilaisia rajoja ja rajoituksia. Ja tämä koskee, kun ajatellaan nämä direktiivin seuraamuksia ja rangaistuksia, niiden tulisi olla soveltuvia ja meidän tulisi rikkomukset alalla nähdä vakavina rikkomuksia rikkomuksina vastaan EU-lainsäädäntöä vastaan, mitä tulee operaattoreihin ja toimijoihin. SFT-ryhmä ei voi tukea tekstiä ää, muuttamattomana. Pyydämme tukea näille tarkistuksille. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavaksi sitten edustaja Maker, yksi minuutti ECR. Kiitoksia parhaat kollegat. Tässä todella kyse on hyvin vaikeasta tai hankalasta tasapainosta yhtäältä eurooppalaisten äh, ajoneuvojen äh, vuokraa markkinoilla, jotta näitä saataisiin tehostettua, mutta samalla näitä vuokrausmarkkinoita täytyy säännellä, jotta ei voi äh, syntyä kilpailun vääristymistä ja jotta turvallisuudesta huolehditaan. Ja esit- esittelijä on löytänyt hyvän tasapainon näiden eri kantojen välillä sisämarkkinoiden vapauttamiseen liitetään tarpeelliset ehdot ja jäsenvaltioilla säilytetään mahdollisuus säännellä omaa, omia markkinoitaan häiritsemättä EU-yhtenäismarkkinoita. Kun puhutaan ehdotuksen soveltamisalasta, sitten kun neuvoston kanssa sopimus toivottavasti saadaan aikaan, on hyvin tärkeää, että myös täytäntöönpano toteutuu. Ryhmäni tulee tukemaan tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Van Miltenburg, kaksi minuuttia, Alderyhmä. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan tavarankuljetuksista vuokratuilla ajoneuvoilla. Tällä on, tästä on suurta hyötyä niin yrityksille kuin koko Euroopan unionille. Tästä tulee myös verotuloja ja näin ajoneuvot saadaan erittäin tehokkaaseen hyvään käyttöön. Jo nyt nämä vuokra-ajoneuvot ovat puhtaampia ja turvallisempia kuin muut, joten kyse on myös kestävämmästä liikenteestä. Minä kannatan Euroopan markkinoiden vapauttamista entisestään, mitä vuokrattuihin ajoneuvoihin tulee. Voimme huolehtia siitä, että poistetaan äh, kilpailun esteitä ja hallinnollista taakkaa, ja näin kilpailuedellytykset paranevat tasaisesti kaikkialla. Pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että äh, muun muassa kabotaasisääntöjä kunnioitetaan, mitä näihin vuokratuihin ajoneuvoihin tulee, ja jäsenvaltioiden äh, viranomaisten täytyy voida vaihtaa tietoja, jotta aina on hyvin tiedossa se, mikä on kuljetuksen kotipaikka. Ja katsomme myös, että vuokrattuja ajoneuvoja, niiden käyttöä muissa jäsenvaltioissa täytyy voida rajoittaa esimerkiksi sen välttämiseksi, että yritykset asettuvat keinotekoisesti veroja vältelläkseen toiseen jäsenvaltioon. Haluamme paremmin toimivat markkinat Euroopassa vuokratuille ajoneuvoille ja tämä hyödyttää myös koko kuljetusalaamme. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Seuraavaksi vihreiden nimissä edustaja Dalunde, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission Eurooppa liikkeelle paketti, joka on viemässä Euroopan kohti puhtaampaa, kilpailukykyisempää. Kuljetusala on tietenkin kehumisen arvoinen, mutta kun tässä keskitytään yksinomaan tieliikenteeseen ja kuljetuksiin, niin samalla päästetään käsistä ne tilaisuudet, joita nyt oikeastaan olisi koko kuljetusalan parantamiseksi. Mitä tulee vuokrattuihin ajoneuvoihin, olisimme halunneet vahvistaa maksuja ja verotusta, jotta kilpailutilanne olisi ollut tasaisempi. Haluamme myös vahvistaa kuljetusten siirtymistä maanteiltä rautateille ja parantaa kuorma-autokuljettajien työskentelyolosuhteita. Haluamme oikeudenmukaisemmat verotussäännöt ja tähän me pyrimme myös jatkossa. Kiitoksia. Kiitokset teille. Seuraavaksi koe NGL edustaja Vieux, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Merci. Le fait de... Paljon kiitoksia puhemies. Mahdollisuus avata yrityksille tilaisuus vuokrata ähm, kaikkialta Euroopan unionista kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja tekee mahdolliseksi ähm, helpottaa niiden toimintaa. Kuitenkin tämä vaatii sitä, että meillä on oikeudellinen teksti, joka äh, sekä sosiaalisia että muita ähm, petoksia pyrkii estämään. Me tarvitsemme siis rajoja meillä pitäisi olla kahden kerran maksimimäärä tämänkaltaisille vuokrauksille ja meillä pitäisi olla 25 prosentin kokonaisuus enimmäismääräraja koko ajoneuvokantaa koskien. Komission aloite ei ole riittävä, se ei luo riittävästi takeita. Se, että tekisimme vuokraamisen ilman rajoituksia mahdolliseksi ja kieltäisimme, etteivät jäsenmaat voi kieltää muuta kuin yli neljän kuukauden vuokria, luo mahdollisuuden väärinkäytöksen, verotuksellisia väärinkäytösmahdollisuuksia, postilaatikkoyrityksen käyttämistä ja väärin käytöksiä, sellaisia, joita monissa jäsenmaissa esiintyy, jotka aiheuttavat tulomenetyksiä jäsenmaille. Tämä voi myöskin aiheuttaa väärinkäytöksiä äm, sosiaalisella tasolla ja tämän lisäksi lisätä sosiaalista polkumyyntiä ja pitää rahdinkuljetuksen teillä rautateiden sijasta. Siksi minä vastustan tätä tekstiä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten äh, ajuutta puolitoista minuuttia FDD. Puhemies, hyvät kollegat, me ymmärrämme, että vuokra mm, ajoneuvojen käyttö ilman kuljetusta voi olla yksi ratkaisu, joka takaisi joustavuuden äh, liikennealan yritysten toiminnassa. Kyse on siitä, että käytettäisiin modernimpia ajoneuvoja, joissa olisi turvallisuuteen liittyviä ongelmia vähemmän. Tämä voi kuitenkin johtaa meidät kilpailuongelmiin eri jäsenvaltioissa. Ja kun pohdimme myös kuljettajien sosiaalisia oikeuksia, niin on hyvin tärkeää pitää kiinni tietyistä jäsenvaltioiden oikeuksista niin, että ne voivat rajoittaa massiivista vuokraustoimintaa ajoneuvojen suhteen ilman kuljettajaa tarvitaan rajoituksia silloin, kun kyse on oman lukuun tehtävästä ajosta alle tonnisilla rekoilla. Kiitokset. Näin olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot. Nyt muut puheenvuorot. Ensinnäkin edustaja Demonte, yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä tuen ajatusta ottaa uusi askel eteenpäin esteiden purkamisen tiellä, sisämarkkinoiden hyvän toiminnan tiellä ja luoda tälle sektorille säätelypuitteisto, mutta eh, jotta me voisimme näin toimia hyötyajoneuvojen vuokran suhteen, meidän täytyy tässä yhteydessä myöskin eh, eh, uudistaa asetuksia 1071-2009 ja 1072-2009, jotta voisimme välttää väärinkäytökset. Laiton kabotaasi on suuri ongelma sektorilla, sitä pitäisi vastustaa ja valitettavasti tämä on yhä liian vaikeaa, ellei meillä ole tiettyjä ähm, takkeita. esimerkiksi neljän kuukauden maksimipituus tai 25 prosentin maksimimäärä ajoneuvon kannasta. Meidän täytyy toimia niin, että meillä on samanlaiset säännöt kaikissa jäsenmaissa, jotta sisämarkkinat toimivat. Tämä täytyy tehdä harkinnan. Kiitoksia. Kiitoksia tiedosta ja yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos puhemies komission jäsen. Eurooppalaiset säännöt vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä. Tämä on jo 25 vuoden ikäinen sääntö. Nyt täytyy ottaa huomioon tämän hetken vaatimukset tällä alalla. Tuen ehdotuksen yleistavoitetta. Tämä on meille mahdollisuus edistää tasa-arvoa ja poistaa syrjivää kilpailua. Jäsenvaltioiden ei pitäisi rajoittaa omalla alueellaan vuokratyön ajoneuvojen käyttöä silloin, kun nämä ovat sijoittautuneet toisen jäsenvaltion sillä ehdolla, että ajoneuvot kunnioittavat olemassa olevia sääntöjä ja turvallisuusvaatimuksia. Jotta ehdotuksen toteutus onnistuu, niin luonnollisesti tarvitaan myös päivityksiä. Sähköiset kansalliset rekisterit täytyy toteuttaa niin, että siinä huomioidaan voimassa olevat rekisteröinnit ja yhteisön säännöt ja on todettava, kuinka kauan jäsenvaltio voi hyväksyä sen, että toimija käyttää omalla alueellaan vuokrattuja ajoneuvoja. Kiitos. Kiitokset. Sitten äh, puheenvuorot äh, puhelista ulkopuolelta. Yksi puheenvuoropyyntö edustaja Marjas. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Markkinoiden äh, avautumisesta tulee aivan varmasti ongelma äh, kilpailun suhteen. PK-yritykset äh, joutuvat sulkemaan ovensa ja pienyrittäjät äh, ja ne, jotka erityisesti Kreikassa toimivat juuri tällä alalla. Eli suuryritykset tulevat ottamaan kaikki, koko markkinat käsiinsä. Sitten tulee tietenkin syntymään turvallisuusongelmia ja ongelmia verotuksen suhteen, eikä myöskään rautatiekuljetuksia edistetä. Kuljettajia tulee suojella. Täytyy ryhtyä ihan konkreettisiin toimiin kannustinten luomiseksi, äh, kehityksen ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Tällä hetkellä Kreikassa on tuhansia bulgarialaisia rekkoja, jotka jotka ovat ottaneet huolehtiakseen Kreikan sisäisestä sisäiset kuljetukset. Tämähän on kiellettyä, mutta Bulge, teidän täytyy kyllä puuttua tähän. Nyt puheenvuoronsa jälleen komissio. Komissio, sen Bulge, teillä on nyt tilaisuus vastata. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitos tästä lyhyestä, mutta hyvin konkreettisesta keskustelusta. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat tähän keskusteluun osallistuneet. Aihehan on tärkeä. Ja luonnollisesti kiitän myös esittelijää. Vuokrattujen ajoneuvojen käyttö sisämarkkinoilla, sen tulisi olla helpompaa. Ei ole mitään syytä sille, miksei, miksikö äh, yritykset eivät voisi myös tästä hyötyä. Varmasti olemme periaatteesta samaa mieltä. Haluaisin myös painottaa sitä, että tällä ehdotuksella tuemme nimenomaisesti kuljettajien turvallisuutta ja tieliikenteen turvallisuutta ylipäänsä. Lisäksi ehdotus edesauttaa vähähiilisyystavoitetta – me keskitymme maantieliikenteeseen juuri sen takia, että se muodostaa 70 prosenttia kaikista päästöistä liikennealalla Euroopassa. Me haluamme nimenomaan keskittyä tähän hyvin tärkeään suureen sektoriin. Lisäisin vielä kaksi kommenttia, jotka liittyvät suoraan esitettyihin kommentteihin. Ensinnäkin valvotut palvelut, kaikkien ajoneuvojen rekisterinumerot rekisteröidään kansalliseen sähköiseen rekisteriin. Tämä on mukana tässä vuoden 2009kin säännössä. Ja toinen kommentti liittyy jäsenen huomioon, joka viittasi siihen, että kuljettajan ajo-olosuhteet heikkenisivät. Painotan sitä, että tässä ehdotuksessa kyse on niistä säännöistä, joita sovelletaan ajoneuvoihin silloin, kun niitä vuokrataan ilman kuljettajaa, eikä tämä vaikuta millään tavalla kuljettajien ajo-olosuhteisiin missään jäsenvaltiossa. Pitäisi olla siis mahdollista saada kolmikanta päätteeseen nopeasti ja Romania puheenjohtajavaltiona on valmis etenemään aiheessa lähiviikkojen aikana. Näin direktiivi voitaisiin hyväksyä virallisesti vielä parlamentin, parlamentin kauden aikana ja tämä totta kai olisi tärkeä asia meille. Vielä kerran haluan todeta, kuinka kovasti arvostan tätä tärkeää työtä, jota nyt aiheessa on tehty. Ja vielä lopuksi haluan toivottaa kaikille, kaikille menestyksekästä ja terveellistä rakentavaa vuotta 2019. Kiitos. Ja, schön, Frau. Kiitokset äh, komission jäsen. Aivan samaa me luonnollisesti toivotamme teille. Ja nyt äh, puheenvuoron saa vielä esittelijä. Kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Sallikaa minun kiittää komission jäsentä hänen sanoistaan. Ja haluaisin tietenkin kiittää myös kaikkia kollegoja, jotka ovat osallistuneet tämän illan keskusteluun ja jotka yhä auttavat muokkaamaan mietintöäni. Uskoakseni me tulemme saamaan paljon tukea huomisen äänestyksessä tekstille. Meillä on nyt teksti, joka luo oikeusvarmuutta markkinoilla – jotka tulee avata, ja me pystymme tämän tekemään Euroopan parlamentissa. Rajat ylittävä liikennemarkkina vaatii sitä, että me teemme mahdolliseksi ottaa huomioon poikkeukselliset sesonkitarpeet, ja meidän täytyy muistaa, että me voimme tällä parantaa myöskin tieliikenneturvallisuutta. Nämä ajoneuvothan ovat äh, erittäin äh, tieliikennekelpoisia ja ihmiset voivat näin investoida enemmän yrityksensä toimintaan sen sijaan, että investoisivat ajoneuvokantaansa säätelypuitteisto Euroopan unionissa on asiassa hyvin selvä. Meillä on päästörajat, jotka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä. Niiden, niitä ajoneuvojen täytyy vastata. En yli kuuden tonnin painoisia ajoneuvoja maininnut, ne käsitellään erikseen. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että jäsenmailla voi olla tämä neljän kuukauden maksimiaika vuokra-ajoneuvojen käyttöön. Ja niin meidän täytyy vastata myöskin verotusta koskeviin kysymyksiin. Me emme pyri muuttamaan tällä lainsäädännöllisellä tekstillä toista. Kuten mainitsin jo alkupuheenvuorossani, meidän täytyy varmistaa, että kaikki tiedot löytyvät kansallisista ja ylikansallisista tietokannoista. Tämä ottaa sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitokset. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavana esityslistan kohtana siirrymme edustajan Linnaarin mietintöön, nimittäin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa. Esittelijämme Liinaar, saatte nyt puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat, haluaisin aloittaa esittämällä kiitokset kaikille varjoesittelijöille, poliittisille neuvonantajille ja avustajille. Kiitokset äh, erinomaisesta yhteistyöstä. Sukupuolten valtavirtaistaminen, niin kuin kaikki tiedämme, tai ainakin me tiedämme, jotka sitä tuemme, on maailmanlaajuisesti hyväksytty keino tasa-arvon saavuttamiseksi. Ei sukupuolten valtavirtaistaminen ole mikään itseisarvo, mutta eh, se on keino eh, päästä eh, kohti tasa-arvoa. Näin huolehditaan siitä, että sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, politiikan kehittämisessä, tutkimuksessa, vuoropuhelussa, lainsäädäntötyössä, täytäntöönpanon suunnittelemisessa, täytäntöönpanossa ja itse hankkeissa. Vuosi 2000, vuonna 2019 ei voida hyväksyä sitä, että vaikka Euroopan unionin väestöstä puolet on miehiä ja puolet on naisia, niin myös Euroopan parlamentin kokoonpano ei heijastele tuota tasapainoa, koska vain 36,1 prosenttia Euroopan parlamentin jäsenistä on naisia. Sukupuolten valtavirtaistamissa pysyvänä esittelijänä vetoan poliittisiin äh, puolueisiin ja kaikkiin jäsenpuolueisiin, että huolehtisivat siitä, että tämän vuoden Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokas aset neuvottelussa huolehdittaisiin ähm, siitä, että ähm, sukupuolten valtavirtaistaminen näkyy. Ja vaikka ähm, naisia on Euroopan parlamentin virkamiehistöstä 59 prosenttia, Eh, he ovat aliedustettuina kaikissa johtotehtävissä ja senioritason johtotehtävissä heidän määränsä on jopa vähentynyt vuodesta 2017 ja lisääntynyt alemmissa johtotehtävissä vain hieman. Valittelen sitä, että Euroopan parlamentin avain päätöksentekotasolla, poliittisella ja hallinnollisella puolella naisten osuus on edelleen hyvin alhainen ja minä todella vetoisin huolehtimaan siitä, että päätöksenteko tasolla, korkeammalla tasolla naisten osallistumisesta huolehdittaisiin. Kyllä on olemassa kyvykkäitä naisia, jotka voivat tehdä nämä työt ihan siinä kuin miehetkin. Nyt täytyy muuttaa kulttuuria kohti tasa-arvon kulttuuria ja Euroopan parlamentin täytyy ajaa omia arvojaan ja inklusiivisuutta tässä mietinnössä. Vedotaan sen puolesta, että myös LGBTIQ vähemmistöjen oikeuksista huolehditaan ja täytyy yhtä lailla hyväksyä kaikki seksuaali-identiteetit. Mitä tulee seksuaaliseen häirintään, mietinnössä todetaan, että seksuaalinen häirintä on vakava rikos ja sukupuoleen kohdistuvan syrjimisen äärimmäinen muoto ja yksi merkittävimpiä esteitä sukupuolten tasa-arvolle. Valittelemme suositusten parlamentin 2017 päätöslauselman täytäntöönpanon hitautta, kun puhutaan esimerkiksi koulutuksesta ja tiedottamisesta liittyen sukupuolisen seksuaalisen häirinnän torjuntaan ja kursseihin ja myöskin äirintää komitean perustamiseen, niin haluaisin korostaa, että sukupuolten tasa-arvo ei ole suinkaan naisten asia yksinomaan. Itse asiassa miehillä on vieläkin merkittävämpi vastuu tasa-arvosta huolehtimisessa, koska heillä on enemmän valtaa kuin naisilla edelleen tänä päivänä. Puhemies, korostaisin vielä, että Euroopan parlamentin on tuettava kaikilla tasoilla tasa-arvoa ja todella pyydän teidän kaikkien tukea äänestyksessä huomenna. Kiitos oikein paljon. Kiitokset esittelijä. Nyt kuulemme komission jäsen Jurovaa. Olkaa hyvä. Madam President, Puhemies, arvon jäsenet, ensin haluan kiittää edustaja Blinaria sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistamista käsittelevästä mietinnöstä. EUlle ja sen toimielimille sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ei ole mikään vaihtoehto, vaan se on velvoite. Se on kirjattu perustamissopimukseen, perusoikeuksien kirjaan. Sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan vielä kosketa kaikkia konkreettisesti. Indikaattorit ovat ennallaan, kehitystä ei tapahdu. Ja jos kehitystä tapahtuu, niin se on varsin viitteellistä. Ikävä kyllä näin on myös EUn toimielimissä sukupuolten tasa-arvo jäsenten keskuudessa ei ole juurikaan muuttunut sitten vuoden 2009 35 prosentista 36,4 prosenttiin. Naiset muodostavat 32,1 prosenttia tällä hetkellä komission jäsenistä, eli 9 28 komissaarista. Euroopan parlamentissa naisten osuus keskijohdossa ja ylemmässä johdossa on myös hyvin matalalla tasolla demokratiassa tasa-arvolla on merkitystä. EUn toimielinten tasa-arvon lisääntyminen voi lisätä kansalaisten luottamusta demokratian toimintaan. Aivan niin kuin edustaja Linar painotti, tänä vuonna poliittiset puolueet ja jäsenvaltiot voivat nyt osoittaa, miten ne ovat sitoutuneita tasa-arvoon niin, että varmistavat naisten ja miesten tasa-arvoisen osallistumisen Euroopan parlamentin vaaleihin ja edustuksen myös huippupaikoilla toimielimissä. Vetoan tasapainoisten nimitysten puolesta. Julkisten viranomaisten on oltava kuljettava samassa hengessä kansalaisten kanssa. Eli Juncker on esittänyt 40 prosentin sisäisen tavoitteen huippujohdolle ja keskijohdolle tämän kauden loppuun mennessä. Marraskuun loppuun mennessä 2018 naiset muodostivat 37 prosenttia äh, huippujohdon tasolla komissiossa ja keskijohdon tasolla tavoite oli 40 prosenttia ja tähän onkin jo päästy. Edistystä on saatu aikaiseksi pitkällisen työn tuloksena, kun on ryhdytty täsmäaloitteisiin naisten osaamisen esille nostamiseksi. Tällä kaudella edistystä on saatu aikaan. Raportissa esitetään myös haasteita tulevalle kauselle. Eteenpäin katsominen onkin hyvä strategia. Komissio on sitoutunut tähän strategiaan ja olemme halunneet edistää valtavirtaistamista EU:ssa ja myös laajemminkin. 2019 vuosi päättää myös tämän komission toimikauden. Tänä vuonna esitämme katsauksen saavutettuihin tuloksiin ja määrittelemme prioriteetit jatkoa silmällä pitäen. Tässä yhteydessä komission, äh, parlamentin näkemykset ovat hyvin tervetulleita. Kiitos. Kiitokset komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Faria, kaksi minuuttia EPP. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Haluaisin aloittaa Angelika Mlineria kollegamme aloittelemalla onnittelemalla hän on erittäin hienoa työtä tehnyt sukupuolten tasa-arvon valta viivaistamisessa Euroopan parlamentissa. Minä olen ollut varjoesittelijänä asiassa ja se, että meillä olisi todellista sukupuolisen tasa-arvon virtaviivaistamista parlamentissa on hieno asia. Haluaisin mainita, että lokakuussa minä olin mukana savustamassa ulos niin kutsutusti parlamentin omaa haavi Weinstein-skandaalia. On ollut hienoa toimia varjoesittelijänä, mutta aivan liian usein parlamentissa olemme yhä hiljaa kun jäsenten tai henkilökunnan parissa ilmenee seksuaalista häirintää. Nyt on aika todeta, että tämä täytyy loppua. Meillä on nyt neuvoa antava komitea, joka käsittelee seksuaalista häirintää, mutta meillä täytyy olla nolla toleranssi tällaiseen käytökseen. On erittäin tärkeää tunnustaa se, että tämä ilmiö pohjaa lopultakin naisten ja miesten väliseen epätasa-arvoon. Ja on tärkeää, että me ihmisiä palkatessamme muistamme aina sen, että heidät tulee valita pätevyyden perusteella. Ja meidän täytyy myöskin muistaa sukupuolten tasa-arvo. En ole samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa, mitä tulee sukupuolikiintiöihin tai siihen, että kaikkiin Euroopan unionin talousarvon ulottuvuuksiin täytyy ottaa sukupuolinen ulottuvuus vielä mukaan. Mutta tästä huolimatta olen sitä mieltä, että tämä teksti on nyt tasapainoinen pohja seuraavalle parlamentille 2019-2024, joten vetoisin kollegoihin, jotta tukisitte tätä mietintöä. Tämä tulee tukemaan tasa-arvoa Euroopan parlamentissa. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Hed, kaksi minuuttia ST-ryhmä. Kiitoksia. Haluan äh, aloittaa esittämällä kiitokseni edustaja Mlinarille ja kaikille muille työtä tehneille erittäin hyvästä mietinnöstä. On ratkaisevaa, että äh, Euroopan parlamentista tulee tulevaisuudessa tasa-arvoinen miesten ja naisten välillä, äh, jotta myös politiikka ja ne päätökset, joita teemme, ovat tasa-arvoisia. Onkin hyvin tärkeää, että parlamentin äh, tilavat tutkimukset ja paneelit, äh, jotka niitä tekevät, ovat täysin tasa-arvoisia, että me parlamentin jäsenet voimme tehdä päätöksemme, äh, jotka todella perustuvat tasa-arvoon kaikilla tasoilla. Siksi on tärkeää huolehtia todella tästä valtavirtaistamisesta. Samoin seksuaalinen häirintä se on pysäytettävä kerta kaikkiaan lopullisesti. Kyseessä on rikos, eikä sitä saa tapahtua tässä talossa eikä missään muuallakaan sen äh, suhteen. Ja nyt kyllä meidän täytyy toden totta ottaa tämä asia äärimmäisen vakavasti. Kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten täytyy käydä pakollinen koulutus äh, jossa kerrotaan seksuaalisesta äh, häirinnästä. Itse 7. joulukuuta osallistuin tuohon koulutukseen. Minä olin ainut meppi, joka oli paikalla. Olipa noloa. Se, äh, 33 meppiä on vissiin käynyt tämän koulutuksen kaiken kaikkiaan. Kaikkien jäsenten on tärkeää kantaa vastuunsa. Tästä koulutuksesta on tehtävä pakollinen. Samoin Euroopan parlamentilla täytyy olla työryhmä, joka todella tutkii aivan syvällisesti nämä seksuaalisen häirinnän tapaukset. Euroopan parlamentissa tätä työtä emme voi hoitaa itse, vaan tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Minä muuten vetoan siihen, että listavaaleissa kaikki vaalilistat olisivat niin kuin Ruotsissa vuodesta 1994 on ollut, että joka toinen ehdokas on nainen ja joka toinen mies. Tämä on toiminut meilläkin erinomaisesti. Kiitos. Kiitokset ja sitten ECR-ryhmä edustaja Kerke. Teillä on minuutti puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamismietintö hyväksyttiin FEM-valiokunnassa. 25 jäsenestä vain kolme on miehiä. Ja Todella siis niin huono on meillä se tasa-arvotilanne tuolla kolme vastaan 22. Demokratiallemme on välttämätöntä asettaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen toimiemme keskiöön, mutta tämä on ansa. Naisten täytyy mielestämme mennä töihin mahdollisimman aikaisin ja pistää lapset hoitoon, mutta eivät he välttämättä edes halua sitä, kun ajatellaan äitejä ja lapsia, niin ei heille tehdä mitään palvelusta, kun pakotetaan äidit töihin ja lapset hoitoon. Eh, ei tule tasapäistä. Entäpä tämä monimuotoisuus, johon aina vedotaan, ei naisia ja miehiä tule tasapäistää. Eh, naiset ovat naisia ja miehet miehiä. Eh, me ihmisten itse päättää, mihinkä ammattiin haluavat ryhtyä. Ja tämä saattaisi johtaa siihen, että tasa-arvovaliokunta tulisi lisää miehiäkin. Kiitos. Kiitokset edustaja Kerke. Minustakin olisi mukavaa, jos tasa-arvovaliokunnassa olisi lisää miehiä. Se tekisi tälle Euroopan parlamentillekin hyvää, jos miehet osallistuisivat tuohon työhön. Ja nyt puheenvuoronsa edustaja Bilbao Barandika, Alderyhmä. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Minä haluan onnitella toveriani Angelika Linnaria koska tämä mietintö on erittäin, erittäin pedagoginenkin ajaksi ajamassa tasa-arvoa tulee johtaa esimerkin voimalla. Ja tässä ehdotetaan konkreettisia toimia sen puolesta, että Euroopan toimielimet olisivat esimerkki paitsi sanojen myös tekojensa tasolla. Tarvitaan lisää tietoa ja meidän täytyy arvioida vakavasti ja rehellisesti, mitä täytyy tehdä. Ja täytyy myös sitoutua poliittisesti ja myös, myös budjetillisesti tasa-arvon ajamiseksi tässä ehdotetaan ihan konkreettisia toimia. Ne ovat välttämättömiä, ei kyse ole mistään oikusta. Täällä Euroopan parlamentissakaan naisia ja miehiä ei ole yhtä paljon. Tasa-arvo ei toteudu myöskään meidän hallinnossamme. Ja nyt sitten on myös ollut seksuaalista häirintää ja sitä täytyy torjua kaikin mahdollisin keinoin. Myöskään toiminnan viestintä ei toimi. Itsekin jouduin kirjoittamaan parlamentin puhemiehelle, koska kun Luxemburgin aukiolla oli hyvin näyttävä näyttely Euroopan kansalaisuudesta, niin kuvissa oli vain miehiä. Ja Eh, yhteiskunnalliset eh, oikeudet kärsivät, turvallisuus myös kärsii. Ja tässä mietinnössä ei puhuta yksinomaan mistään vaatimusluettelosta. Puhutaan siitä, että meidän täytyy todella johtaa esimerkkimme voimalla. Eh, e- epätasa-arvo on stereotyyppien hedelmää, stereotyyppien, jotka johtavat siihen, että ihmiset pitävät järkyttävää tilannetta ihan normaalina ja hyväksyttävänä meidän täytyy todella huolehtia siitä, että tässä päästään nyt todella uskottavaan uskottaviin ehdotuksiin ja lopputuloksiin. Ja toivon, että äärioikeistopopulismi, joka haluaa palauttaa meidät menneisyyteen, ei voita. Ja että seuraavissa vaaleissa tilanne ei johda siihen, että tästä tulee taas pelkkää paperia. Kiitoksia. Edustaja Bilbao, laittaisitteko kuulokkeet? Edustaja Sosniers haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Sopiiko? Kyllä, joten Sosniers, olkaa hyvä. E, w Parlamencie Europejskim pracuje 110 kierowców. Euroopan parlamentissa on 110 kuljettajaa ja heidän joukossaan kaksi naista. Syrjiikö Euroopan parlamentti naisia tässä tapauksessa vai voitteko vain ymmärtää sen, että mahdollisesti naiset eivät ole niinkään kiinnostuneita kuljettajan ammatista? Kenties sama pätee myös johtotehtäviin. Bilbao, Edustaja Bilbao, voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitokset kysymyksestä. Voi, tässä juuri viittasitte stereotyyppiin. Kyllä naiset äh, voivat tehdä ihan mitä tahansa töitä ja kantaa minkä tahansa vastuun ja juuri Eh, siitä eh, syystä me täällä nyt puhumme, kun meillä ei ole samoja mahdollisuuksia. Te puhutte kuljettajista, kun minä opettelin auton ajamista, minun eh, ajo sanoi, että kaikki tutkimukset osoittavat, että naiset ovat parempia kuskeja kuin miehet, koska he ottavat vähemmän riskejä liikenteessä ja joutuvat harvemmin onnettomuuksiin. Ja Tähän me juuri nyt sitten pyrimmekin. Jos olisi enemmän naiskuljettajia, tilanne olisi entistä parempi. Kiitoksia. Ja sitten vihreiden nimissä edustaja Engström minuutti. Kiitokset esittelijä Linarille. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä tämän mietinnön suhteen. Me eh, voimme ja me kuljemme esitaistelijoina kohti tasa-arvoisempaa Eurooppaa. Nyt tätä eh, taistelua käydään täällä Euroopan parlamentissa tasa-arvossa. Kyse on siitä, että ihmiset voivat toteuttaa itseään ja käyttää kaikkea sitä sisäistä potentiaalia, joita heillä on. Ja tämä liittyy toimivaan yhteiskuntaan, eh, jonka täytyy perustua tasa-arvoon tasa-arvoon, syrjintä, häiritseminen, väkivalta suhteessa ovat äärimmäisen käyvät äärimmäisen kalliiksi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Koulutus, solidaarisuus, mutta myös se, että nämä valtarakennelmat nähdään, voivat johtaa muutokseen. Myös miehet voivat kärsiä epätasa-arvosta. Me kaikki voitamme, kun tällainen destruktiivinen miehekkyyden ihanne murretaan. Parlamentti voi olla esitaistelija. Me vihreät vaadimme toimintasuunnitelmaa kaikelle työlle täällä parlamentissa. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten kue NGL edustaja Forenza puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. QE NGL-ryhmän varjoesittelijänä haluan kiittää Angelikaa hänen tekemästään työstä. Kiitän myös muita varjoesittelijöitä, virkamiehiä, avustajia, jotka ovat auttaneet meitä samanaikaiseksi näin ajankohtaisen mietinnön. Tie on kuitenkin vielä pitkä, jotta todella toteutuisi tasa-arvo sukupuolten välillä koko unionin politiikassa ja jäsenvaltioissa. Ennen kaikkea katson, että Euroopan parlamentin tulisi kiittää feministisiä liikkeitä, jotka ovat taistelleet oikeudenmukaisuuden puolesta, jotta mm, tämä politiikka koskisi kaikkia. Edelleenkin syrjintää ja, ja väkivaltaa äh, on Tähän täytyy puuttua kaikissa olosuhteissa, institutionaalisesti ja työpaikoilla. On hyvin tärkeää korostaa seikkaa, joka nousee esille myös tässä mietinnössä ja josta voin olla tyytyväinen. Valtavirtaistaminen vaatii sitä, että naiset voivat toimia itsenäisesti, riippumattomasti. Tätä myös Rooman instituutti on painottanut, eli tarvitaan feminististä politiikkaa ja fem valiokunta on vasta käynyt vierailulla tässä instituutissa. Toiminnan täytyy ulottua myös kansallisiin ja paikallisiin toimijoihin. On tunnettava historiaa, arvoja ja se, kuinka paljon me olemme velkaa näille esitaistelijoille naiset eivät ole velkaa, vaan naisille ollaan velkaa Roomassa ja koko Euroopassa. He voivat toimia meille feministisen politiikan inspiraationa ja ainakin minun mielestäni kyse on inspiraation lähteestä ja viitekohdasta jatkossakin, kun itse toimin täällä Euroopan parlamentissa. Paljon kiitoksia. Voisinko pyytää, että kaikki puhujat pitäytyvät puheajassa? Ja seuraavaksi edustaja Trosinski, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Tämä kysymys naisten ja miesten tasa-arvosta on aivan hämmästyttävä. Meillä olisi siis ilmeisesti Euroopan parlamentissa tai toimi elivissä liikaa miehiä, ja tämän vuoksi te ryhdytte listoja ja kiintiöitä käyttämään. Ja tässä asetetaan kyseenalaiseksi naisten toiminen poliittisessa sfäärissä ja parlamentissa te ette näe tätä todellisuutta, mutta on aivan selvää, että naisten uskottavuus, meidän uskottavuutemme joutuu hyvin kyseenalaiseksi tällaisten ajatusten vuoksi. Kuinka voimme luottaa, että rekrytoija tekee valintansa vapaasti, jos meillä on näitä absurdeja kiintiöitä, ja kuinka me voimme vastata kiinti- kansalaisille, kun he sanovat, että joku henkilö on valittu, koska hän on nainen. Tässä tekstissä teidän mielestänne olisi myöskin tärkeää purkaa stereotyyppisiä ajatuksia kommunikoinnissamme, olla käyttämättä miehiin tai naisiin viittaavia sanoja ja olla leimamatta ketään, erityisesti E- ja LGBTI-henkilöitä. Ähm, tämä voi olla naurettavaa, mutta tämä on aivan katastrofaalinen ajatus. Minä ajattelen tässä kansalaisiamme erityisesti äh, Gilles Jean liikkeen keltaliivejä Ranskassa, jotka ovat vuosia, äh, kuukausia anteeksi, osuttaneet mieltään, koska eivät pysty enää taloudellisesti pärjäämään ja Euroopan parlamentti keskustelee jostakin tällaista kysymyksistä. Me emme voi enää suojata siivilämäisten rajojen vuoksi kansalaisiamme. Miljoonia ihmisiä on liikkeellä. Juncker on halunnut puolustaa kansalaisia, mutta meillä on valtavasti työttömyyttä ja islam sisältä märättää yhteiskuntiamme. Teidän prioriteettinne kuitenkin tulevia vaaleja ajatellen on erilaisten stereotyyppien purkaminen tai inkluusio. Tässä, kuten presidentti Macron, te osoitatte, josta maan edelleen mahdollista, kuinka te olette erillänne todellisesta maailmasta. Eurooppalaiset ovat näyttäneet eh, viime aikoina, mitkä ovat heidän todelliset prioriteettinsa, ja he lähtevät nyt vaaliuurnille valitsemaan sellaisia henkilöitä, jotka heitä todella edustavat. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Meillä olisi teille edustaja Forensalta sinisen kortin kysymys. Otetteko sen vastaan? Olkaa hyvä. Teillä on sinisen kortin kysymys. Olkaa hyvä. Per aver accettato la domanda. Niin, hyväksyitte kysymyksen puolessa minuutissa. Ensinnäkin kuuntelitteko te, niin kuin minä kuuntelin, äh, sitä keskustelua, voivatko äh, naiset ajaa autoa. Tässäkin on kyse stereotyypeistä sukupuoliin liittyen. Meillä on valtava palkkakuilu Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Miten me puutumme tähän seikkaan puuttumatta sukupuolistereotypioista? Sitten te puhuitte rekrytoijasta. Minä haluaisin muuttaa rekrytoijaa eh, niin, että eh, ei tarvitsisi enää ajatella kiintiöitä, vaan kyse olisi naisista tai miehistä rekrytoijina, jotta voisimme ylittää nämä ennakkoluulot. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Minä en puhunut siitä, että naiset äh, ajavat äh, autoa, joten en ymmärrä tätä kysymystä. Äh, sitä vastaan olen täysin naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalla palkka-asioissa. Tämä on vähintä, mitä voidaan vaatia. Meidän täytyy muuttaa ihmisten ajattelutapaa, mutta tämä ei ole jotakin, mitä tehdään Euroopan unionin, Euroopan parlamentin mietinnöllä. Ihmiset heidän ei tulisi naista palkata tai ehdottaa naista ehdokkaaksi vaaleihin siksi, että hän on nainen, vaan siksi, että hän on pätevä henkilö. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava edustaja Golnish, yksi minuutti, olkaa hyvä. Konstantinopolissa äh, kinasteltiin siitä, mitä sukupuolta enkelit edustavat. Ja nyt sitten pohditaan sitä, mikä on edustajien toivottu sukupuoli. Tässä parlamentissa mm, konkretisoituvat puutteet, eli tässä on yli 30 johdatusan viitettä. Puhutaan poliittisesti korrektisti tästä aiheesta ja ajatus siitä, että miesten ja naisten roolit ovat luonnollisesti täydentävät ja niiden tulisi aina kuitenkin kaikkialla olla täysin identtisiä. Ja ainoa seikka, joka on teille tärkeää, on se, että on yhtä monta miestä kuin naistakin joka paikassa. Olivatpa tehtävät, ma- maut, soveltuvuudet ja pätevyydet mitkä tahansa. Eli tasa-arvo kaikkialla. Mutta miten sitten otetaan huomioon kolmas, neljäs tai viides sukupuoli, LGBTI-henkilöt, joista nyt puhutte suun vahdossa? Eli tässä kaikki jäsenet ikään kuin viedään lapsen asteelle ennen kaikkea miehet. Kiitoksia. Seuraava puhuja Kozlovska. EPP, olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhemies, komission jäsenä äh, haluaisin äh, ensin äh, kertoa mm, yllättyneeni siitä, että tässä salissa – Äh, ihmiset kyseenalaistavat äh, stereotypioiden äh, torjunnan. Jos stereotypioita ei olisi torjuttu, niin koko parlamentissa ei olisi naisia eikä olisi ollut naispuhemiestä ja niin edelleen. Meidän täytyy muistaa feministiliikkeen satavuotinen historia. Haluaisin esittää onnitteluni esittelijän Linarille erinomainen mietintö. Ei ole epäilystäkään siitä, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on aivan avainasia, jossa halutaan tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Ja tämä tavoitehan on myös kirjattu perustamissopimuksiin. Jos tällaisen tavoitteeseen pyritään, täytyy rohkaista jäsenvaltioita. Ja aivan ilmeistä on, että että Euroopan parlamentin ja toimielinten tulisi osoittaa, minkälaisen mm, hyvin toimivan toimielimen tulisi käytännössä olla, eli tasa-arvoinen. Ja tässä on monia oikeutettuja ehdotuksia ja arvioita tähän mennessä käytetyistä mm, toimista ja Esimerkiksi parlamentissa halutaan vahvistaa yhteistyötä valiokuntien kanssa ja pyritään siihen, että valistetaan niin Euroopan parlamentissa kuin kansallisessakin parlamentissa. Tämä on hyvä. Otatteko Edustaja Sosnietsiltä sinisen kortin kysymyksen vastaan. Card from one of our colleagues, Mr. Sosniets. Otatteko edustaja Sosnietsilta vastaan sinisen kortin kysymyksen? Logini nie przyjmuje pytania. Dziękuję. En, minä en ota vastaan tätä kysymystä, sillä haluaisin vastustaa epätasa-arvoa. Paljon kiitoksia siinä tapauksessa. Jatkamme. Edustaja Rodriguez, sen ryhmä yksi minuutti. Ja sen jälkeen edustaja Visnievska, olkaa hyvä. Puhemies, komission sen ensinnäkin hyvää uutta vuotta kaikille. Naisten oikeuksien valiokunnassa ei ole tämän enempää miehiä, koska miehiä sinne ei halua tulla jäseniksi. Ei myöskään teidän ryhmästänne, puhemies. Sama tilanne oikeastaan on myös valtuuskunnissa. 36 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia, ja tämä on selkeä esimerkki sukupuolinäkökulman puutteista. Kun katsomme Portugalin sosialistista puoluetta, niin siellä saadaan nyt aikaiseksi Euroopan vaaleihin täysin tasa-arvoinen lista. Olisi hyvä, jos muutkin jäsenvaltiot seuraisivat Portugalin esimerkkiä tältä osin. Kaksi vuotta sitten ei vain seitsemän naista oli Euroopan parlamentin puhemiehistössä, kaikkiaan 21, mutta yleensä kun katsomme Euroopan parlamentin johtotasoa, niin eh, naisia on vain 33 prosenttia. Eh. Paljon kiitoksia edustaja Visnievska, olkaa hyvä. Huomaan, että herra Sosniets esitti sinisen kortin kysymyksin, mutta annan teille kohta puheenvuoron, joten en nyt anna teille sinisen kortin kysymystä. Olkaa hyvä. Pani komissas. Mm. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin todeta, että mietintö koskien sukupuolten tasa-arvon virtaviivaistamista Euroopan parlamentissa liittyy hyvin löyhästi otsikkoonsa. Jos me todella haluaisimme keskittyä ongelmiin, jotka liittyvät sukupuoleen, yksi kaikkein suurimmista tai ehkäpä suurin, ongelma on se, kuinka perhe-elämä ja työelämä asetetaan yhteen. Tämä on se ongelma, johon naiset törmäävät ja olen hyvin hämmästynyt, että tämä mietintö ei käsittele juuri tätä ongelmaa. Naiset haluavat olla äitejä, he haluavat äh, kasvattaa lapsia ja he haluavat äh, luoda uraa. Meidän roolimme olisikin äh, säätää lainsäädäntöä, joka tekisi mahdolliseksi asettaa perhe ja työelämä yhteen. Naiset ovat älykkäitä, he ovat koulutettuja, eivät he tarvitse mitään muunlaista tukea urallaan. Meidän avustajamme yhdeksästä aamulla yhdeksään illalla tekevät töitä ja heille kaikkein suurin ongelma on se, kuinka työelämä ja äidin rooli voidaan astaa yhteen. Te olette hämmästynyt siitä, että VAM-valiokunnassa on niin vähän miehiä. Minä en ole hämmästynyt sillä tämä on sellainen valiokunta, jonka työtä vasemmistopopulismi leimaa ja tästä syystä todellinen tasa-arvo kaapataan ja tehdään naurun alaiseksi. Tämän parlamentin vasemmisto sen tekee. Paljon kiitoksia. Äh, edustaja Regnerille on teille sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? Are you going to take... Kyllä. Yes, please. Olkaa hyvä lyhyt kysymys teille. Oletteko tietoinen siitä, että otsikko on nimeltään sukupuolten tasa-arvovaltavirtaistaminen Euroopan parlamentissa, eikä perhe- ja yhdistäminen tai mikä tahansa joku muu otsikko. Toki tärkeitä aiheita nekin, mutta nyt puhutaan siis tästä otsikosta, tästä aiheesta. Rouva puhemies, hyvä kollega, komission jäsen ja edustajamme sanoivat, että meillä on vähemmän naisedustusta Euroopan parlamentin korkeammissa tehtävissä ja minä uskoisin, että tämä johtuu myös siitä, että työelämä ja perhe-elämä on vaikea asettaa yhteen ja siksi naiset etenevät urillaan hitaammin kuin miehet. On myöskin vaikea määritellä erästä tätä mietinnön käsittelemää asiaa seksuaalista häirintää. Onko teidän mielipiteenne parlamentin jäsenistä ja parlamentin henkilökunnasta näin matala, Kuvitteletteko te, että meidän täytyy opettaa heille seksuaalisen häirinnän torjumista? Te ihmettelette, että vain vähän ihmisiä tulee paikalle tilante- tilaisuuteen, mutta eivät hän koulutetut kunnolliset ihmiset käyttäydy näin. Nämä ovat rikoksia ja niistä saa rangaistuksen lain mukaan myöskin jäsenmaissa. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Nyt siirrymme eteenpäin. Edustaja niin yksi minuutti, olkaa hyvä. E, uwzględnianie aspektu płci w sprawach publicznych to się nazywa seksizm, więc ta... E, Kun puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja toisaalta seksismistä, niin oikeastaan no, mietinnön otsakkeenahan pitäisi olla seksismi Euroopan parlamentissa, niin sitten kaikki tietäisivät, mistä oikein puhutaan. Todennäköisesti kaikki harhakäsitykset tulevat juuri tämän tyyppisistä höpö, höpö mietinnöistä. Onko todella niin, että halutaan palkata naisia tehtäviin vain sen takia, että he ovat naisia? Kohdassa 14 esittelijä haluaa ottaa käyttöön sanktioita tiettyjen puheiden perusteella. Minä en pelkää teidän rangaistuksianne. Te ette voi asettaa rangaistuksia totuuden puhumiselle minä olen vastuussa omille äänestäjillenne, e, enkä teille tekopyhille. Te ette voi määrätä sitä, mitä minä täällä sanon. Teidän pitäisi vetäytyä parlamentista, jos ette ymmärrä sitä, mitä ilmaisunvapaus tarkoittaa. Ja sama pätee myös puhemies Tajanin. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zaborko, puolitoista minuuttia EPP, olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhemies, komission jäsen, kollegat. Tämä teksti ehdotus on äh, sellainen, että minun pitäisi varmaankin käyttää sukupuolineutraalia äh, muotoa, mutta minun äidinkielessäni se ei ole mahdollista. Minun täytyy äh, käyttää joko mies- tai naismuotoa, mutta ei kukaan täällä voi ei puhemies eikä jäsenet eikä myöskään tulkit mutta kieltä, joka on kehittynyt satojen vuosien aikana. Siis täällähän Euroopan parlamentissa välillä ryhdytään absurdeihinkin toimiin, eikä vain Euroopan parlamentissa. Pahinta on se, että nämä toimet sitten varjostavat myös hyödyllisiä ehdotuksia, kuten vaikkapa seksuaalisen häirinnän torjunta tai sama palkka samasta työstä miehille ja naisille. Minulla on 14 vuotta kokemusta Euroopan politiikasta ja sen olen oppinut, että tämä aihe nousee esiin joka kaudella – ja sitä käytetään sellaista kieltä, jota ihmiset eivät ymmärrä ja tämä vahingoittaa naisia ja naisasiaa, jos puhutaan joka ikisen ihmisen ihmisarvosta ja naisen ja miehen tasa-arvosta, niin sitten ehkä naisten asema yhteiskunnassa voisi olla jo paljon parempi. Paljon kiitoksia edustaja Ward. SND, yksi minuutti, olkaa. Mm, I'm happy that... Minä olen tyytyväinen, että tämä parlamentti pitää sukupuolten välisen tasa-arvon taistelua tärkeänä. Konservatiiviset voimat liittoutuvat naisia ja LGBTQ-ihmisiä henkilöitä vastaan. Me haluamme todellakin näinä aikoina saavuttaa todellisen tasa-arvon. Kun pohdimme sitä, miten saamme sukupuolinäkökulman mukaan EUn politiikkaan ja myös parlamentin hallinnolliseen toimintaan, niin on tärkeää pitää mielessä, että kyse ei ole pelkästään naisista. Sukupuolinäkökulma on tärkeää myös LGBTQ-ihmisille, henkilöille. Heidän ääni ei useinkaan kuulu politiikassa. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana, kun kyse on moninaisuudesta Euroopan parlamentissa. Valkoihoiset, keskiluokkaiset ihmiset ovat väistämättä yliedustettuina toimielimissä. EUn on hyväksyttävä todellista politiikkaa, jotta saamme aikaiseksi todellista demokratiaa, jossa kaikki ovat edustettuina. Minä olen puuttunut tähän kysymykseen niin, että olen tarjonnut nuorille naisille ja sukupuoli- eh, seksuaalivähemmistöjen edustajille eh, paikkoja niin, että he voivat jatkossa osallistua työhömme. Ne, jotka ovat eh, onnistuneet elämässä, eivät saa koskaan evätä muille samoja mahdollisuuksia. Paljon kiitoksia edustaja Wood. Edustaja Viseskalla olisi teille kysymys. Otatteko sinisen kortin kysymyksen vastaan? Madame Wisniewska. Edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. ECR. Thank you. The floor is yours, madam. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, Paljon kiitoksia. Minä haluaisin e, ilmaista protestini sille, että konservatiivit esitetään naisten ja tyttöjen vihollisina. Tämä ei ole oikein. Älkää sanoko tällaista, tämä leimaa ihmisiä, eikä tämä ole totta. Minun kysymykseni olisi seuraava. Mikä teidän kantanne on? Kuinka sukupuolellisesti neutraalia kielenkäyttöä voidaan käyttää ja kuinka tämä tukisi naisten ja tyttöjen tilannetta? Tehän tuette tätä ajatusta. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt eteenpäin. Edustaja Voit, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, Kiitos, puhemies. Minä kyllä ihmettelen, kun tässä kohdassa 40 todetaan, että on tarjottava suojaa, kun puhemies ei ole tehnyt oikeudellista päätöstä tässä talossa myös puhemies on itse asiassa tuomioistuimen päätöksestä tuomittu sananvapauden rajoittamisesta. Ja nyt sitten Unkaria ja Puolaa avoimesti syrjitään. Ja tämä teksti yrittää puuttua unionin tuomioistuimeen ja sekaantua ja rajoittaa tuomareiden äh, toimintaa. Ilmaisuvapautta on kunnioitettava. Onneksi yhä useampi ääni äh, nousee minun ääneni rinnalle äh, vaatimaan sitä, että ihmiset, ihmisten on saatava olla erilaisia. Minun mielestäni perheeseen kuuluu mies ja nainen ja lapsia. Euroopan tulevaisuus on mahdollinen vain sitten, jos äh, hyperindividualisoiminen äh, estetään ja äh, on hyväksyttävä se, että sukupuoli on muutakin kuin yhteiskunnallinen tulos. Paljon kiitoksia. Edustaja Shodrova, EPP, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että edellinen sukupuolten tasa-arvon val- virtaviivaistamista käsittelevä mietintö oli käsittelyssä täällä parlamentissa vuonna 2016 ja osa tässä tekstissä käsitteli sitä, että FEMI-valiokunnassa olisi tasapainoinen sukupuolten jakauma. Kolme vuotta on lähestulkoon kulunut, mutta hyvin vähän on muuttunut. Sukupuolten tasa-arvo on hyvin kaukana, erityisesti tuossa valiokunnassa, jonka pitäisi olla hyvin symbolinen Euroopan parlamentissa. Olen sitä mieltä, että me tähän tavoitteeseen pääse, olisi aivan tekopyhää ja omituista luennoida muille sukupuolten tasa-arvosta muualla, ellemme itse pysty tätä tavoitetta tavoittamaan, emmekä edes siinä valiokunnassa, joka nimenomaisesti tähän työhön on perehtynyt. Meillä on seitsemän miestä kaiken kaikkiaan tuossa valiokunnassa. Se on aivan liian vähäinen edustusto yli 30. Olen sitä mieltä, että jos valiokunta säilyy tällaisenään, meillä on erilaisia tekstejä, päätöslauselmia, mietintöjä, mutta mikään ei ikinä muutu. Meidän todellinen päämäärämme pitäisi olla aina naisten ja miesten tasa-arvo todellinen. Tämä tarkoittaa sitä naisille, että he tekevät sitä, mihin luonnostaan ovat lahjakkaita, perustuvat perheen, he tarvitsevat kyllin hyvät mahdollisuudet lapsia hankkia ja perheen perustaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Regner SND. Kiitokset. Arvoisa komission jäsen, jo Euroopan unionin perustamissopimuksissa viitataan tasa-arvoon, eli tasa-arvo on olennainen osa Euroopan unionia. Kyse on aina samasta asiasta siitä, että kohdataan nämä yhtä lailla kaikki ja että mm, valta kuuluu kaikille. Se on tuolla oikeassa nurkassa ihmisten vaikea näköä ymmärtää. Nyt mm, pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että Me Too-kampanjasta – Äh, opitaan nyt se, että myös Euroopan parlamentissa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, eli on otettavaa neuvoa riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta, joiden puolen uhrit voivat kääntyä. Ja tämän lisäksi tarvitaan koulutusta ja kyllä myös rahaa tarvitaan Eli mielestäni EU-budjetissa on otettava käyttöön sukupuolibudjetointi 50-50. Todella lämpimät kiitokset esittelijälle ja kaikille, jotka puhalsivat yhteen hiileen. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme eteenpäin puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Eräät jäsenet pyysivät jo puheenvuoron. Edustaja Tomasic, ensimmäisenä olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kad govorimo... Puhemies, kun puhumme sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa Euroopan parlamentissa on vaikea jättää huomiota ne kertomukset, joita olemme saaneet tietoomme sukupuolisesta häirinnästä. Kaikille uhreille on tarjottava institutionaalista suojaa. Naisille ei saa välittää sitä viestiä, että heidän tulisi hyväksyä tällaista kammottavaa kohtelua uransa edistämisen nimissä. Monet naiset eivät saa paikkaa, jonka he ansaitsevat sen takia, että he, he ovat naisia. Mutta olisi totta kai yhtä ikävää, jos mm, työpaikan saanti liittyisi pelkästään sukupuoleen. Minä olen taistellut oman paikkani puolesta kovalla työllä ja olen tätä kautta ansainnut kollegoiden kunnioituksen. Me nyt lähestymme Euroopan parlamentin vaaleja ja parlamentin koostumus vaaleissa muuttuu. Parlamentti tarvitsee rohkeita, innovatiivisia, äh, työtä tekeviä jäseniä. Äh, sukupuolella ei ole niinkään merkitystä. Paljon kiitoksia edustaja Kunneva, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Mitä me täällä oikein teemme? Onko tämä vallankumous? Eräät vaikuttavat kuvittelevan niin. Mutta kaikkein kumouksellisin asia, jonka ihminen voi tehdä, on aina se, että tarkastelee tilannetta ja osoittaa mieltään, jos se on tarpeen. Rosa Parks toimi juuri näin. Meidän täytyy katsoa todellisuutta ja sitä miesenemmistöä, joka Euroopan parlamenttia johtaa. Jos te katsotte, kuinka paljon naisia Euroopan parlamentissa on jäsenistä, heitä on vain 36 prosenttia. Meidän täytyy tasapainottaa parlamentin tilannetta myöskin tämän talon henkilökunnan korkeampien tehtävien suhteen. Meillä täytyy olla syrjimätön politiikka tässä talossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Sinandinos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα Kiitoksia. Jumala loi miehen ja naisen kuvakseen eh, ja jo vanhassa eh, kreikkalaisessa kirjallisuudessa ja myös äh, ortodoksissa kirkossa opetetaan jo, äh, on opetettu tuhansien vuosien ajan, että mies on mies ja nainen on nainen ja että nämä eurooppalaiset toimielimet nyt sitten yrittävät saada äh, naisista ja miehistä samaa, poistaa kaikki erot. Kyse on nyt poliittisesta hyväksikäytöstä ja meidän on ehdottomasti puolustauduttava tällaiselta. Ei saa olla minkään näköistä kodifioitua hyväksyntää, mitä tulee äh, seksismiin. Ei tietenkään voi, äh, tietenkin tarvitaan tasa-arvoa. Me haluamme estää hyväksikäytön, seksuaalisen häirinnän tehokkailla toimilla. Paljon kiitoksia. Edustaja Marja, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensin haluan sanoa, että kyse on yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Tarvitsemme myös sosiaalipolitiikkaa, jotta voisimme päästä sukupuolten tasa-arvoon. Luonnollisesti on olemassa myös poliittista ideologiaa ja stereotypioita, jotka sitten estävät edistystä. Kun puhumme Eurooppa-vaalien ehdokaslistoista, niin siellä kyllä työtä voitaisiin tehdä. Kreikassa esimerkiksi on mahdollisuus sille, että naiset saavat paremman edustuksen tulevissa vaalilistauksissa ja näin ollen myös jäsenten joukossa. Kun pyritään tällaisiin pakollisiin listoihin, niin siitä täytyy sanoa, että minusta se on epädemokraattista. Ei voi olla niin, että järjestelmä olisi tällainen 50-50, vaan pikemminkin tarvittaisiin siirrettävän äänenjärjestelmä se mahdollistaisi sitten vaaleissa sen, että tasa-arvo paremmin toteutuisi ja ihmiset voisivat valita helpommin enemmän naisia. Kiitos. Paljon kiitoksia viimeinen puhujamme. Ennen kuin kuulemme komission jäsentä, edustaja Epitideios, yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Jopa viime vuosisadalla – tasa-arvosta tuli todellisuutta. Naiset pääsivät niihin tehtäviin, joihin halusivat, eivät vain työelämässä, vaan myöskin politiikassa ja yhteiskunnan eri aloilla. Monet naiset nykyisinkin ovat hyvin vastuullisissa tehtävissä, hyvin korkealla tasolla, kaikenlaisissa yrityksissä ja yhteyksissä. Naiset esimerkiksi ovat yhä esimerkiksi maidensa presidenttejä tai pääministerejä, joten tasa-arvoa on. Ja onhan meillä täällä parlamentissakin tasa-arvoa. 55 prosenttia henkilökunnasta on naisia. Ja mitä tulee kysymykseen naisten edustuksesta parlamentin hierarkian korkeimmilla askelilla, askelmilla – meidän ei pitäisi tarkastella tilannetta kiintiö pohjaisesti tai tilastollisesti. Meidän tulisi tarkastella ihmisten pätevyyttä. Näiden tehtäviin pitäisi mennä kaikkien pätevimmille henkilöille. Ja tällä tavoin huomaamme, että järjestelmä toimii aivan liian, aivan tarpeeksi hyvin. Kiitoksia. Edustaja Ward haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Edustaja Wardin kysymyksen. I wasn't, I was just trying... Puhemies, oikeastaan pyrin vain saamaan teidän äh, huomioon, koska ette antanut minulle tilaisuutta vastata äh, kollegani Isilisen kortin kysymykseen äh, tuossa aiemmin. Halusin vain mm, pyytää mahdollisuutta vielä vastata tuohon aiempaan kysymykseen, koska taistelu naisten oikeuksien puolesta on taistelu, joka koskee meitä kaikkia. Ja minä olen hyvin ylpeä siitä, että omassa poliittisessa ryhmässäni otamme tämän asian vakavasti. Ja ST-ryhmässä se on todella toimiemme keskiössä. Mutta kun ajatellaan nyt 2000-lukua näitä mm, että aikojamme, niin kaikki varmasti olemme havainneet, että presidentti Trump on äh, konservatiivisin äh, henkilö, jonka olemme nähneet äh, vuosikymmeniin. Ja ähm, nyt itse asiassa tasa-arvotilanne on jopa heikentynyt ja presidentti Trump on tämä epätasa-arvo on ikään kuin normalisoinut eh, naisvihan ja eh, naisten häirinnän. Hän on konservatiivi ja tämänkaltaisia konservatiivitahoja pyrimme nyt eh, vastustamaan. Paljon kiitoksia. Pahoittelen. Edustaja Ward, teidän olisi pian saada vastata tuohon aikaisemman kysymykseen. Nyt komission puolesta komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. Parlamentünk köz igyekszik mindent megtenni a nők egyenjogúságáért, hála jó Istennek nagyon erős. Tiedän, että toimielimenä komissio tekee kaiken mahdollisen, kuten mekin täällä parlamentissa, jotta voisimme puuttua sukupuolten tasa-arvon virtaviivaistamiseen. Paljon kiitoksia rouva puhemies, paljon kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja mietinnöstä. Minä menisin nyt äh, pidemmälle kuin vain äh, perusperiaatteiden esittelyyn äh, sukupuolten tasa-arvon virta-viivaistamisessa Mielestäni kaikkein tärkeimpiä seikkoja tässä asiassa ovat tasapuoliset mahdollisuudet että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet, stereotypioiden purkaminen sellaisten, jotka estävät naisia pääsemästä johtaviin tehtäviin. Me tiedämme kaikki, että nämä stereotypiat yhä vaikuttavat. Eli tasapuoliset mahdollisuudet, sitten nolla toleranssi häirinnälle ja väkivallalle, joka kohdistuu naisiin. Meillä on tilastotietoa, joka osoittaa, että sekä avoin häirintä että väkivalta ovat ongelmia, joihin meidän tulisi puuttua. Kolmanneksi meidän täytyy ottaa sekä poliittisessa taloudellisessa elämässä naisten potentiaali käyttöön. Tämä tulee hyödyttämään koko yhteiskuntaa. Meillä on hyvin paljon näyttöä siitä, että on hyvin lyhytnäköinen tapa tarkastella yhteiskuntaa olla ottamatta naisia mukaan johtaviin asemiin ja jättää heidän pätevyytensä käyttämättä. 62 prosenttia yliopistoista valmistuvista henkilöistähän on nuoria naisia. ei haluaisivat mukaan kantamaan vastuuta yhteiskunnassamme. Te mainitsitte että yksi näistä kysymyksistä, joihin naiset törmäävät, on se, että työssä käyville äideille olosuhteet eivät ole kyllin hyvät, perhe- ja työelämän yhdistäminen ei ole kyllin helppoa. Ja tähän minä haluan keskittyä kauteni lopulla. Ja pyytäisin, että tämä parlamentti saattaisi päätökseen tiettyjä asioita, jotka me olemme jo aloittaneet. Esimerkiksi ne aloitteet, jotka ovat lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä ja tukevat työ- ja perhe-elämän yhdistämistä, niihin meidän tulisi tarttua. Tehän puhutte myöskin miesten mahdollisuudesta jakaa enemmän töitä kotona ja antaa enemmän mahdollisuuksia tai laajempia mahdollisuuksia perheille turvautua näihin mahdollisuuksiin, jos he niin haluavat. Meidän täytyy jatkaa kaikkea mahdollista, että voisimme torjua syrjintää, kuten sanoin, myöskin tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja tasa-arvoelimiä, joita me ehdotamme vahvistettaviksi, jotta ne voisivat esimerkiksi tukea konkreettisesti uhreiksi joutuneita tuomioistuimissa. Me olimme aloittamassa rahoitusta monille hankkeille, jotka keskittyvät naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Ja minä olen jatkuvasti viranomaisten kanssa yhteyksissä kaikkiin jäsenmaiden viranomaisten. Meillä täytyy olla selkeä ymmärrys siitä, että perheväkivalta, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on rikos ja siitä tulee saada rangaistus. Ja Euroopan unionin pitäisi myöskin liittyä Istanbulin äh, yleissopimukseen. Me tuemme myöskin naisten mahdollisuutta päästä johtaviin asemiin monimuotoisuus toimien kautta. Meillä on hyvin paljon töitä vielä tehtävänämme emme ole vielä tämän kauden lopussa ja tulee olemaan hyvin tärkeää seuraavalla kaudella täällä parlamentissa se, että meillä on paljon ihmisiä, ei vain naisia, vaan naisia ja miehiä, jotka ymmärtävät, ettei sukupuolten tasa-arvo ole valinta, se on velvollisuus. Ja tämä on ongelma, joka täytyy ratkaista ei naisten ongelmana, vaan siksi, että se on koko yhteiskunnan ongelma. Toivottavasti vaalit tuovat hyvin tietoisia ihmisiä tänne parlamenttiin, mutta myöskin komissioon, sellaiset, jotka ymmärtävät perusperiaatteet, sen, mitä meidän tulee tehdä, ja jotka joko jatkavat nyt käynnissä olevaa työtä tai tuovat uusia ajatuksia ja uutta kunnianhimoa mukaan niin, että toivottavasti konkreettisia toimia voisimme tehdä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu on pian päättynyt vielä. Esittelijä Minna, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. And, uh, since it was... Kiitoksia tässä mainittiin, että FEM-valiokunnassa ei ole kovin monia miehiä, niin varmaan siitä syystä miehet eivät myöskään osallistu tähän keskusteluun, mutta tämä nyt on tosiasia. Kyse on myös ei-lainsäädännöllisestä mietinnöstä, mutta keskustelu osoitti jälleen kerran, että aika kuuma, kuumaksihan tämä keskustelu Euroopan parlamentissa käy, kun sukupuoliasioista puhutaan. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan, niin mm, tuen osoituksista kuin kritiikistäkin. Avoin keskusteluhan on pohjana toimivalle demokratialle. Ja toinen pohja ovat sitten äänestykset, demokraattiset äänestykset. Siksi pyydän laajaa tukea teiltä tälle mietinnölle huomenna äänestyksessä, jotta voimme osoittaa, että Euroopan parlamentti on vahvasti sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja valtavirtaistamiseen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Milner. Näin pääsemme keskustelun päätökseen. Äänestys tapahtuu huomenna. Ellei huomautettavaa ole, siirrymme seuraavaan asiaan. Esityslistalla kyseessä on edustaja Marineskun mietintö eurooppalainen yhteisyritys ITER ja fuusioenergian kehittäminen. Edustaja Marinescu on esittelijänä. Teillä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Președinte, <laughs> securitatea energetică este un domeniu strategic pentru Uniune, iar fuziunea... Fuusioenergia on strateginen valinta Euroopan unionille. Tätä kautta voimme pitää kehitystä aivan välttämättömänä tässä aiheessa. Tarvitaan myös rahoituksen varmistamista eurooppalaiselle ITER-hankkeelle, jotta fuusioenergiaa voidaan kehittää. Sitä täytyy voida kehittää koko tulevan MFFn ajan. Euroopan unionilla luonnollisesti on ITERissä keskeinen rooli muiden muiden sopimuksen allekirjoittajamaiden kanssa. Minä ja varjoesittelijät olemme tukeneet tätä sopimusta. Olemme katsoneet että fuusioenergian kehittäminen muuttaa huomattavalla tavalla energia-alan tulevaisuuden. Euratom-sopimus ulottuu aina vuoteen 2027 saakka tämän hankkeen kautta. Tässä me investoimme Euroopan unionin energiaturvallisuuteen. Euroopan parlamentti on tässä aiheessa pelkästään kuultavana. Emme voi olla mukana säätämässä lakia, mutta olemme kuitenkin mukana hankkeen seurannassa tulevinakin vuosina. Rahoituksen tulee olla riittävää tulevalla kaudella ja meidän on tehtävä muiden kumppaneittemme kanssa yhteistyötä, jotta ohjelmassa ei tulisi enää lisää viivästyksiä, eivätkä kustannukset saa tästä kasvaa. Kiitoksia. Tämä oli todella lyhyt esittely keskusteluun. Meillä on muutama puheenvuoropyyntö. Sanatu Howard ja sitten Marin Nesku. Sanatu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluan kiittää kollega Marineskua. Hänen mietintöluonnoksessaan on paljonkin, johon voi yhtyä. Ja ITRE-valiokunnan äänestyksen jälkeen siinä on mukana myös niitä tarkistuksia, joita minä itse jätin. Tarkoitus on taata riittävä rahoitus ITERille. Nyt tunnustetaan, että tämä on todella maineikas äh, kehityshanke fuusioenergian toteuttamiseksi Euroopassa. Se on hyvin tärkeässä asemassa tässä hankkeessa ja sillä on myös symbolinen arvo tieteellisesti. Kyse on maailmanlaajuisesti merkittävästä hankkeesta ja puolesta koko maailman väestöosuudesta. Ja nämä äh, mukana olevat valtiot voivat sitten hyötyä saavutetuista tuloksista kokeellisessa mielessä. me olemme siinä vaiheessa, että tätä ehdotuksen tai järjestelmän hallinnointia vielä järkeistetään, rahoitusta varmistetaan ja emme halua enää viivästyksiä, emmekä sitä, että kustannukset tästä kasvavat. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja If you ask for the floor. Jos pyysitte puheenvuoroa. Eh, to programma eh, ITER, δηλαδή... Kiitoksia. Äh, hyvä puhemies. ITER-yhteis, yritys, joka pyrkii uutta fuusioenergiaa tuottamaan, on hyvin tärkeä, sillä meillä on Venäjä, Yhdysvallat, äh, Japani, Etelä-Korea, Intia, kaikki mukana toimijoina. Mutta luonnollisesti Euroopan unioni toimii hyvin tärkeässä roolissa. Tämä osoittaa, että tietotalouteen investoiminen on erittäin tärkeää meidän täytyy varmistaa se, että tämä projekti ei karkaa käsistämme ja hallinnastamme. Me tiedämme, että meillä on ongelmia ja hankaluuksia, mutta meidän täytyy jatkaa mielestäni tätä hanketta ja meidän täytyy varmistaa se, että taloudellisesti tämä on käsissämme, hallinnassamme ja tekee silti mahdolliseksi kehittää teknologiaa. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä on tiettyjä kreikkalaisia tutkimuskeskuksia ja yliopistoja, jotka voisivat paljon auttaa tässä hankkeessa. Paljon kiitoksia. Edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kuulkaapa, minä tähän kuultuun verrattuna sanoisin jotakin aivan muuta. ITER-hanke ei ole perusteltavissa. Se on nyt aivan liian myöhässä. Mitä me näemme, kun tarkastelemme kansainvälisen ilmastopaneelin sanoja? He toteavat, että meidän täytyy päästä hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 mennessä eroon. Ja tämä ITER-hanke on valtavasti myöhässä. Ensimmäinen prototyyppi, joka tulee tuottamaan sähköä, ei näe päivävaloa ennen vuotta 2050. Me kulutamme nyt valtavat määrät rahaa sellaiseen hankkeeseen, joka on toteutuessaan myöhässä ja valtavasti rahaa. Meille on puhuttu viidestä miljardista alun perin, mutta nyt tämä summa onkin 20 miljardia ja kun olen katsonut arvioita ITER hankkeesta, asiantuntijat ovat että sen hinta voisi olla lopulta 65 miljardia euroa, eli valtavan paljon. Tässä on myöskin muunlaisia ongelmia. Hanke on hyvin keskitetty hankaluuksia esiintyy. Me yritämme tunkea kaiken yhteen koriin, mutta emme onnistuta koriakaan valmistamaan. Ja kuten edustaja Marinesku totesi, tämä on antidemokraattinen hanke luonteeltaan, sillä meillä ei ole parlamentissa yhteispäätösvaltuuksia. Tämä on Euratom-hanke ja siksi meillä ei ole sanavaltaa. Mielestäni meidän pitäisi olla tässä rationaalisempia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Polchakille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ydinenergia on vähähiilinen vaihtoehto fossiiliselle polttoaineelle suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tätä kautta saamme myös oikeanlaisen energiamiksin yhdistelmän. Se on ratkaisu lähestulkoon 30 prosenttisesti EUn energiatarpeisiin. YK on julkaissut myös ydinenergiaa tukevan raportin. Täytyy tukea ympäristöä tämänkin kautta ennen kuin on liian myöhäistä. Totta kai puhumme hankkeesta, johon liittyy myös ongelmia, viivästyksiä ja pääomakustannuksetkin on katettava – fuusioenergia voi kuitenkin olla huomattava askel eteenpäin ja se auttaa meitä täyttämään myös Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet. Näin ollen tämä on mahdollinen edistysaskel. Paljon kiitoksia. Viimeinen puhujamme, edustaja Howard, olkaa hyvä. Um, thank you, madam. Kiitoksia puhemies. Kiitokset esittelijälle tästä hyvin järkevästä mietinnästä. Kuitenkin äh, elefanttihuoneessa on tämä kohta liittyen äh, yhdistyneen kuningaskunnan rooliin. Äh, toki sen tulee itsekin roolinsa määritellä, mutta valitettavasti pääministeri May on tehnyt tästä kyllä varsinaisen sopan. Ähm, kun nyt puhutaan omasta vaalipiiristä, niin, niin se on ainut paikka, jossa fuusio on onnistunut ja asiantuntemusta siellä todella on. Ja eh, kyllä ilman tätä asiantuntemusta eh, hankkeeseen eh, liittyisi lisää viivästystä ja ongelmia. Tämä, nämä Brexit-neuvottelut lisää yhdistyneen kuningaskunnan investointeja ja lisää työtä, niin minä todella, todella toivon, että tämä myös toteutuu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kuten äsken mainitsin, edustaja Howard oli viimeinen puhuja. Nyt kuulemme komission jäsen Jourovaata komission puolesta. Olkaa hyvä. Yes, I wish, uh, Madam President. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, kyllä haluan rouva puhemies. Paljon kiitoksia parlamentin arvoisat jäsenet. Kiitoksia tämän päivän keskustelusta ja kiitokset erityisesti edustaja Marineskulle hänen mietinnöstään ja sen vetomuksesta neuvostolle hyväksyä komission ehdotus jatkaa ITER-hankkeen rahoitusta tulevalla rahoituskaudella. Kuten aina, parlamentin kanta on tärkeää jotta meillä olisi vankka eurooppalainen tuki tälle tärkeälle hankkeelle. Energia, siirtymä ja ilmastonmuutoksen vastustaminen ovat suurempia haasteita, joita me kohtaamme nykyisin. Tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää kehittää ympäristöystävällistä vähähiilistä energialähdettä, joka voi toimia tukemassa uudistuvan energian lähteitä. Ja energianlähteenä se lupaa paljon. ITER on maailmanlaajuisesti ennästyksellisen suuri ja laaja hanke, ja näin Eurooppa saa mantereena kaikkein parhaan asiantuntemuksen alalla. Tarkoituksena on luoda tieteellisiä läpimurtoja fuusioenergian kehittämisessä. Se on vähän hiilistä ja käytännössä loppumatonta energiaa. Tämä pitäisi ottaa Euroopan unionia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Hanke on tuottanut jo Euroopan unionille sen taloudelle etua, ei vähiten tutkimusyhteisölle, joka on päässyt uusille markkinoille ja päässyt uuteen yhteistyöhön kansainvälisesti. Tämä on myöskin hyvin lupaavaa, kun pohdimme energiaunioniamme. Kansalaisten energiaturvallisuuden takaaminen työllisyyttä tukemalla on kysellä kyseessä. Me haluamme varmistaa sen, että energian alalla Eurooppa on tulevaisuudessakin johtaja. Siksi on niin tärkeää, että parlamentti tukee hanketta. ITER-hankkeen ansiosta Eurooppa tulee olemaan ensi linjassa hyötymässä uuden sukupolven fuusioenergian voimaloista. Tämä mietintö tulee hankkeen kannalta tärkeällä hetkellä. Viime vuosina Iterissä on tapahtunut suuria uudistuksia hallinnossa ja ne ovat tuottaneet tulosta. Nyt ensimmäinen kokeellinen hanke on 60 prosenttisesti valmis ja kokoomisvaihe tulee käynnistymään pian ja se tulee päätöksen vuonna 2022. Edustaja Rivasi, on totta, että taloudellisesti tämä hanke ei tule olemaan äh, tuottava ennen vuosisadan toista puoliskoa, eikä niin tule auttamaan äh, vuoteen 2050 mennessä vielä ilmastonmuutostavoitteidemme saavuttamisessa. Kuitenkin äh, energia, siirtymä ja ilmastonmuutoksen vastustaminen ovat pitkän aikavälin työtä. Ne vaativat ponnistuksia vuoden 2050 jälkeenkin ja tästä näkökulmasta ITER tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vuosisadan loppupuoliskolle puhtaan energian alalla, kun me etsimme uudistuvan energian lähteitä. Se, että meillä on edullista polttoainetta, ympäristöystävällistä energiaa, tekee tämän hankkeen perustulluksi, vaikka aika kaari onkin näin pitkä. Kaikki kansainväliset kumppanit tekevät kovasti töitä, jotta voisimme varmistaa sen, että tämä hanke etenee ja edistyy vuoden 2016 aikataulun mukaan sen, jota neuvosto viime vuonna tuki Euroopan unionin jatkuvalla tuella hankkeeseen tulevassa monivuotoisessa rahoituskehyksessä projektin pitäisi päästä ratkaisevaan vaiheeseensa ja sen pitää, pitäisi vähähiilistä taloutta tulevaisuudessa ja energiasiirtymää tukea. Kiitoksia. Kiitos, hyvää iltaa, hyvät kollegat. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten meidän pitäisi mennä keskustelemaan Hei, heisin mietinnöstä, vaan enpä näe häntä. Odotellaanpa hetkinen. Olemme ihan aikataulussa, eli pieni tauko. No, vähän harmillista, kaihan sieltä tulee. Ei ole kyllä nyt paikalla. Ehkä voidaan sitten ottaa puheenvuorot kuitenkin, jos joku niitä on pyytänyt. Eli keskustelussa ilman puiloitteluja Jurovaa. Toivottavasti Heiskin tulee paikalle. Jos vain sopii, niin herra Poltsaksa puheenvuoron. Siellä jo viittelettekin, hyvä. paní předsedkyně. Já bych chtěl poukázat i na... Hyvä puhemies. Tilanne on todellakin melko epätyypillinen, mutta minäkin haluaisin sanoa, että Tsekin tasavallassa me olemme tehneet julkisen sektorin uudistuksia. Niihin tarvitaan EU-varoja. EU-politiikan ei kuitenkaan pitäisi korvata kansallista rahoitusta täysin. Se pitäisi nähdä lisänä. Tällaisen EU-rahoituksen pitäisi olla myös tulospainotteista. EU-rahoituksen myönteiset vaikutukset pitäisi nähdä sitten julkisen sektorin laadun parantamisessa – meidän ei pitäisi keskittyä pelkästään rahoitukseen julkiselle sektorille, vaan myös harkita sitä, miten voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tietoja paremmin. Tässä kaikki, mitä voin sanoa ennen, että olen kuullut ensiksi tätä esittelijää. Aika hyvin meni jo, kun vielä täsmänittekin tässä epätavallisessa tilanteessa. En edes kertonut, mikä otsikko on, sanon sen nyt ennen kuin Kinitso jatkaa. Eli herra Heisin mietintö arvioi EUn talousarvon käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa. Rova Cenicki. Grazie. Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Heisiä ja varjosittelijöitä tehdystä työstä mietinnön parissa. Yleisesti ottaen, kuten 41 artikla toteaa perusoikeuskirjassa, kansalaisilla on oikeus saada hyvää ja tehokasta hallintoa. Euroopan unionilla ei ole tietenkään suoraa toimivaltaa hallinnon järjestelyissä jäsenvaltioissa, mutta pidän kuitenkin tärkeänä, että taataan mahdollisimman hyvää yhteensovittamista voimavaroissa, että EUn talousarviossa on tukea myös hallinnon uudistamiselle jäsenvaltioissa. Ja näin Tämä koskee myös palveluita ja niin, että Euroopan politiikkaa toimeenpannaan järkevästi, kuten myös kehitys- ja kohesiopolitiikkaa. Minusta on erityisen tärkeää erittää sähköistä hallintoa hallinnon ja kansalaisten välillä. Uuden IT-tekniikan käyttö voi tuoda ei pelkästään säästöä, vaan yksinkertaista läpinäkyvyyttä ajatellen kansalaisia yrityksiä, kun he hakevat palveluita ja rahoitusta Euroopan rahastosta. Kiitos. Herra Meis. Kiitos. Ensin haluaisin sanoa, että julkisen sektorin uusinta on jäsenvaltioiden toimivaltuus ja Euroopan unionilla ei ole minkäännäköistä toimivaltuutta tällä alalla. Sanon tämän siksi, että viime vuosien aikana Troikka pakotti Kreikan tekemään hyvin valtaisia uudistuksia julkisella sektorilla, vaikka EUlla ei siinä ole mitään kompetensseja. Ja tämä tällainen Kreikan hallituksen kiristäminen sillä, että muuten ei anneta lainoja. Nämä 9 miljardia, joita EU antoi, niin ne olisi pitänyt käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, eikä vain niin kuin Euroopan unioni Brysselin kautta haluaa. Meidän tulisi painottaa uutta teknologiaa, eikä ottaa vain keskushallitusta hallintoa mukaan, vaan myös paikalliset hallinnot ja viranomaiset ja huomioida kansalliset parlamentit sekä luonnollisesta vaihtaa parhaita käytänteitä. Tomasic. Rouva Tomasic. gospođo predsjedavajuća. Kiitos puhemies. Julkishallinnon tehokkuus vaikuttaa suurelti siihen tapaan, jolla EU-jäsenvaltio voi käyttää käytössä olevia varoja Jotkut ovat menestyneet paremmin kuin jotkut toiset, mutta kuka myös suoraan. Ei tässä ole mitään salaliittoa taustalla, vaan jäsenvaltion vika, jos eivät ole riittävän tehokkaita EU-varojen käytössä. Meidän tehtävänämme on osoittaa, missä virheitä on, auttaa jäsenvaltioita, jos heillä on kielteisiä kokemuksia, niin että Euroopan unionin kansalaiset voivat todellakin hyödyntää EU-varoja täysimittaisesti. On kyllä sanottava, että Kroatian tasavallan kokemukset osoittavat, että EU-kohesiorahastojen ja muiden rahastojen yksinkertaistaminen voi merkittävästi kohentaa tilannetta parempaan suuntaan. Se on tärkeää. <coughs> Merci. Kiitos. Tähän päättyy keskustelma puhujaluetteloa. Ja pyydän, että Jurovaa puhuisi. Madam President. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kiitos paljon tästä aloitteesta ja päätöslauselmaesityksestä, jossa arvioidaan, miten EU-talousarviota käytetään julkishallinnon uudistamiseen. Minusta tämä on hieno aloite. Olen samaa mieltä parlamentin analyysistä siitä, että julkishallinto jäsenvaltioissa on keskeinen eu talousarvion tavoitteiden saavuttamisessa ja jos se toimii hyvin, se voi parantaa vaurautta EU:ssa. Me olemme myös samaa mieltä siitä, että pitää hyvin koordinoidusti vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Komissio on jo tunnistanut monia tällaisia hyviä ehdotuksia parlamentin ehdotuksessa ja aikoo seurata niitä. Eh-, esimerkiksi rakenneuudistusten tukipalvelu, se auttaa julkishallinnon uudistamisessa ja näin me yritämme parantaa vielä enemmänkin koherenssia työtä. Ja lisäksi me aiomme kerätä tietoja parhaista käytänteistä ja parantaa jäsenvaltioiden vuoropuhelua tällä alalla. Euroopan komissio hoitaa edelleen useita julkishallinnon uudistusten ohjelmia ja teknisen avun ohjelmia. Ja me myös kohesiopolitiikan alla annamme apua jäsenvaltioille Euroopan unionin rahastojen kautta. Mm, olen sitä mieltä, että meillä on parlamentin kanssa sama tavoite tukea modernia ja laadukasta julkishallintoa kaikkialla EU-ssa. Kiitos. Kiitos. Hei se vieläkään näy, olen pahoillani hänen vuokustensa. Keskustelu kuitenkin päättyy, äänestys toimitetaan huomenna. Herra Krysip, voimme tarttua nyt sitten seuraavaan mietintöön. Eli teidän mietintönne uskonnon ja vakaus ja vapautta EU ulkopuolella edistävän EU erityislähettilässä koskevat EU suuntaviivat ja toimeksianto. Olkaa hyvä, esittelijä. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz Jurowa, pani komisarzu Fick. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvon naiset ja herrat. Haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia ryhmiä ja varjoesittelijöitä siitä tuesta, jota olen saanut aloitteelleni. Euroopan parlamentti Kristin tulisi panostaa uskonnon ja vakaumuksen vapauteen ja käsitellä tätä aiheeta. On sanottava, että 2000-luvulla uskonnon ja vakaumuksen vapaus on dramaattisessa tilassa. Tässä on kysymys uskonnon instrumentalisoimista poliittisiin tarkoituksiin jo viiden vuoden takaa meillä on EUn suositukset uskonnon ja vakaumuksen vapaudelle. Edustaja Andri Kiene laati neuvostolle nämä suositukset silloin viisi vuotta sitten. Haluaisin myös vielä painottaa sitä, että me meillä on äh, tämä EUn erityislähettiläs, äh, joka on Junckerin nimittämä parlamentin päätöslauselman jälkeen vuonna 2016 helmikuussa. Äh, ihmisoikeus, YK on ihmisoikeusjulistusta juhlitaan tänä vuonna ja parlamentti viittaakin määritelmään artiklassa 18, joka liittyy uskonnonvapauteen. Euroopan unionin oikeus oikeudellista tilanteesta täytyy myös sanoa jotain. Kymmenen vuotta sitten nämä sopimukset astuivat voimaan ja artikla 21 EUn perustamissopimuksessa puhutaan ihmisoikeuksista ja artiklassa 17 puhutaan kirkon ja uskontojen statuksesta. Minun mietinnössäni on luonteeltaan hyvin systemaattinen, mutta varsinkin Äh, kun on kysymys kahdesta erityisestä asiasta. Pakistanilainen kristitty asian Bibi pidätettiin ja tuomittiin kuolemaan Jumalan pilkasta. Ja hänet äh, on äh, nyt vapautettu, mutta me olemme vedonneet että Pakistanin hallitukset, että hänen ja hänen perheensä turvallisuus taattaisiin. Sen lisäksi me vetoamme siihen, että muutkin vastaavat vapautettaisiin. Haluaisin myös sanoa, että me taistelemme sen puolesta, että kaikki huolimatta uskonnosta tai vakaumuksestaan voisivat nauttia tästä vapaudesta. Uskonnon ja vakaumuksen vapaus öö, ovat niitä, mitä käytetään kaikkein eniten, kun vainotaan ihmisiä. Jos katsotaan tilastoja, niin kaikkein eniten vainottuja ovat kristityt. Hyvin monet kristit, monia kristittyjä on tapettu, monia vainotaan. ISIS on harjoittanut massamurhia kristittyjä kohtaan – me olemme hyväksyneet paljon suosituksia ja arvostamme tätä erityislähettilään nimeämistä ja toivomme ja vetoamme komissioon, että EUn erityislähettilään mandaattia tarkasteltaisiin vielä niin, että sitä voitaisiin tukea. Tämä on yhden vuoden mandaatti, mutta mandaatin pitäisi olla monivuotinen. Suuntaviivat on toteutettava, rahoitus ja koulutus EUn toimielimissä ja jäsenvaltioissa on toteutettava. Me haluamme tukea EUn budjetista, mutta Euroopan demokratian ja ihmisoikeuksien välinen lisäksi tarvitsemme rahoitusta myös muista lähetteistä, vaikka esimerkiksi kulttuurisektorilta ja myös monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me seuraamme aloitteita, joita YK on tehnyt liittyen vainottujen ja murhattujen muistamiseksi. Olisi hyvä, että EU pitäisi uskonnon ja vakaumuksen vapautta perusoikeutena. Kiitos. Merci, nous commençons le catch Sitten keskustelun puhujalutta herra Faria. Obrigado, senhor presidente, senhora comissária. O princípio da separação entre... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kirkon ja valtion erottamisen periaate on tärkeä periaate jokaisen valtion sisällä. Se estää sen, että uskonnolliset järjestöt puuttuvat valtion toimintaan ja päinvastoin. Meille uskonnon ja ajatuksen ja vakamuksen vapaus ovat keskeisiä arvoja. Ne ovat osa sitä, mitä demokraattinen vapaa Eurooppa edustaa. Tästä syystä tämä parlamentti on halunnut aina kunnioittaa Saharov-palkinnon kautta vainottuja kansalaisia. Me toteutamme sitä, siis tätä työtä EUn globaalissa strategiassa ja myös ihmisoikeusstrategiassamme. Tämä on komissiolta erinomainen aloite. On hyvä luoda tämä erityislähettilään toimi. Tämä on erinomainen tapa torjua syrjintää. Herra Maria olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Uskon ja uskon pitäisi suojella eu ja myös sen ulkopuolella. Mitä se tarkoittaa? Meillä on rahoitusvälineitä käytössämme. Esimerkiksi kehitysrahasto ja kehitysyhteistyön erityisrahasto, liittymistä edeltävä rahasto, kaikki tätä pitää hyödyntää sillä ehdolla kuitenkin, että ne maat, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin ja saavat tätä rahoitusta, noudattaisivat myös uskon ja uskonnonvapautta. Näin ei ole esimerkiksi Albaniassa. Siellä sorretaan hiproksen kreikkalaista vähemmistöä. He eivät voi käydä kirkossa, koska siellä on tuotu kirkkoja. Pääratanosyksen kirkko esimerkiksi. Albania ei pidä siis rahoittaa enää, kunnes se sitten rupeaa noudattamaan näitä sääntöjä Kreikan vähemmistön oikeuksia myös puolustaa. Thank you, Madam Chair. Every individual has the right to choose. Uh, Kiitos puhemies. Jokaisella yksilöllä on oikeus valita, haluaako hän uskoa vai ei ja mitä haluaa uskoa. Ja tätä pitää suojella EUn ulkoisessa ja sisäisessä politiikassa. Toisaalta olemme tyytyväisiä, että kaikki maininnat uskonnon ja vakaumuksen vapaudesta on otettu mukaan mietintöön. Eli kyse on siis sekä uskonnon ajatuksen että oman tunnon vapaudesta. Ja tässä on mainittu myös ei-uskovat ja ateistit. Pitää myös suojella vapautta olla uskomatta. Se on otettu mukaan mietintöön. Toisaalta olemme myös sitä mieltä, että pitää suojella kriitti, kriittisiä ääniä, jotka kritisoivat jotka siis kritisoivat uskontoja. Tätä ei ole otettu mukaan mietintöön. Me haluaisimme, että tämän erityislähettilään toimi täydentäisi ihmisoikeuslähettilään tointa. Tämä vastaisi myös EUn ihmisoikeusstrategian puitteita. Kiitos. Herra Sukova. Thank you. It was yesterday that we celebrate... Eilen juhlimme 450 juhlaa uskonnon ja oman tunnon vapauden julistamisessa Transilvaniassa eli Romaniassa. Uskonto nähty paljon väkivaltaa ja julmuutta, mutta tämä oli ensimmäinen julkilausuma, jonka myötä saatu rauhaa vuosisadoiksi. Ikävä kyllä yleistilanne ei vaikuta olla kovin kaksinen. Yli 70 prosenttia ihmisistä kärsii uskonnon tai uskonvapauden rajoituksista. Ja jatkuvasti nähdään myös väkivaltaa fundamentalistien suunnalta. Siksi erityislähettilä on erityinen asema ajamaan meidän arvojamme, myös uskonnonvapautta maailmalla. Sinne suositellaan myös monivuotista ohjelmaa, jotta voidaan verkostoa kehittää muiden toimielinten kanssa. On tärkeää, että uskonnon ja uskonvapauden suuntaviivat täytäntöpanon vaikuttavasti niin, että arvot saavat tunnustusta ulkopolitiikassa muuallakin. Menetetty esimerkkinä tässäkin, kuten jo oltiin 500 vuotta sitten. Monsieur Jurek. E, pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie, przede wszystkim. Hyvät naiset ja herrat, Haluaisin kiittää Andre Grippiä hänen aloitteestaan. Tunnen hänet ja tiedän, että hän on tehnyt tätä koko sielullaan ja sydämelleen. Mitä tulee uskonnon ja jakamuksen vapauteen, tiedän, että Jan Fiel äh, on myös ollut tässä mukana. Tässä mietinnössä äh, on nyt mukana kaiken näköistä, jopa parhaat parhaisiin poliittisiin aloitteisiin isketään tavallaan ja kuitenkaan täällä ei mainita näissä sivuissa edes sanaa kristillisyys. Kuitenkin Euroopan unionin perustamissopimuksenkin mukaan se on Euroopan uskonto. Minusta tämä ei ole hyvä mietintö. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron. Ei tainnut Ranska äsken tulla tulkkauksessa vahinko. Herra Poltsak. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ylistää herra Gripin mietintöä. Se on laadukas mietintö. On ymmärrettävä, että on puhe myös tasa-arvosta uskovien ja ei-uskovien välillä, kuten täällä todettiin. On ikävää nähdä suvaitsevattomuutta Euroopankin politiikassa, että me kehitysavulla tuemme maita, joissa vainotaan kristittyjä. Se ei ole oikein. Toisaalta ajatus siitä, että olisi uskonnon ja uskonvapautta varten erityislähettiläs on hyvä ja haluan sitä tukea. Uskonto nähdään usein vain kahden ääripään väliin esimerkkeinä. Joko vainotaan tai uskontoa käytetään poliittisena lyömäsenä. Meidän pitää ajaa tasa-arvoa ja takkeita uskonvapaudelle. Seuraavaksi Rova Shoitrova. Eh, já se domnívám, že zřízení funkce... Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että tämän uskonnon ja vakaumuksen vapauden erityislähettilään perustaminen on hyvä askel. Tämä on hyvä päätös. On kuitenkin valitettavaa, että ensimmäinen henkilö, joka eh, on kuitenkin hyvin eh, Eh, hienoa, että Jan Figor, joka eh, vuodesta 2016 on eh, hoitanut tätä tointa, hän on toiminut hyvin ja se, että Peter Jastsekin tapausta. Hänet toi, tuomittiin vankilaan, koska hän dokumentoi kristittyjen vainaa Sudanista. Hänet saatiin vapautettua ja tämä tapahtui entisen komission jäsen Figon ja Euroopan parlamentin ja tsekkiläisten diplomaattien ansiosta. Näin herra Jacek saatiin vapautettua. Satoja miljoonia tällaisia uskonnon takia vangittuja on maailmassa. Meidän pitää suojella heitä. Herra Piteios, kiitos puhemies. Kuka tahansa väittää, että historia toistaa itseään, niin varmasti on oikeassa. 18 vuosisataa kristittyjen ensivainojen me näemme jälleen heitä vainottavan joissakin maissa, Afrikassa, Aasiassa ja lähi -idässä. Hyvät kristittyjä, joita vainotaan heidän uskonsa vuoksi. Yli 250 miljoonaa on nöyrytetty ja vainotettu, ties millä tavalla. Näin käy tänäänkin päivänä. On naisia ja tyttöjä, joita on sukupuolisesti käytetty hyväksi, koska he uskovat Jeesus Kristukseen. 95 prosenttia Kreikan väestöstä on ortodokseja. Meillä on yli 560 hyökkäystapausta tullut esille. Ja ne ovat kohdistuneet uskonnollisiin paikkoihin. Euroopan unionin pitäisi torjua tätä ilmiötä, eikä rahoittaa maita, joissa sorretaan uskon ja uskonnon vapautta, eikä hyväksytä Albanian kaltaista maata edes liittymään. Monsieur Petali. E, Kiitos puhemies. Erityislähettilän nimittäminen uskonnon ja vakaumuksen vapauden vaalijaksi oli Jean-Claude Junckerin aloite. Ja tätä pidettiin hienona ei ainoastaan EU-ssa, vaan muuallakin. Jan Figelillä on paljon töitä ja hän tekee sen erittäin hyvin. EU asettuu niiden puolelle, joiden uskonnon vapautta rajoitetaan. Herra Fiegelin työ on vaikuttanut positiivisesti sitten toisaalta myös EU-hun koska tällä tavalla me vahvistamme tietoisuutta uskonnonvapaudesta myös EU:ssa. Ja toivon, että tämä vaikuttaa myös meidän ulkopolitiikkaan. Minulla on kysymys komission jäsen Jourovalle. Miten komissio vahvistaa erityislähettilään asemaa? Merci. Kiitos. Sitten Rova Jurova, olkaapa hyvä vastata. Herra Kiitos puhemies, puhemies, hyvät jäsenet. Ensiksi haluaisin kiittää herra Xrypia ja parlamentin hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön eteen. Se vastaa oikein hyvin tavoitettamme parantaa yhteistyötä uskonnon ja vapauksen vapauden edistämiseksi EUn ulkopuolella. Kuten mietinnössä sanotaan, uskonnon ja vapauksen vapaus, vapautta rajoitetaan dramaattisesti ympäri maailman. Kaikki, kaikenlaisen uskonnon omaavia ihmisiä syrjitään heidän uskontonsa perusteella. Ja esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen rekisteröimiselle asetetaan esteitä, Jumalan pilkasta rangaistaan. Ja kuten monet ovat sanoneet, nämä ovat ennen kaikkea perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien rikkomuksia, jotka on ankkuroitu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, joka on nyt 70 vuotta vanha. Uskontoa ei voi pakottaa eikä sitä voi kieltää. Nämä rikkomukset myös kyseenalaistavat yhteiskunnan sietokyvän. Ne luovat epävakautta ja edistävät sotia. Näistä syistä viime vuonna me puhuimme uskonnon uskonnonvapauden rikkomuksista yli 20 ihmisoikeusvuoropuhelussa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kanssa ja monien Aasian maiden kanssa sekä EUn ihmisoikeuserityslähettiläs ja uskonnon ja vapauksen vapautta EUn ulkopuolella edistävä EUn erityislähettiläs ovat aktiivisesti edistäneet näitä oikeuksia maailmanlaajuisesti. He molemmat ovat käyneet monilla missioilla ja käyneet vuoropuheluita uskonnollisten yhteisöjen ja hallitusten kanssa. Haluaisin korostaa monen välistä välisyyttä tässä asiassa. On tarpeen tehdä aktiivisesti työtä myös YK-järjestelmän puitteissa ja vahvistaa EUn toimintaa. Vuonna 2019 me jatkamme edelleen tätä sitoumustamme. Kaikissa vuoropuheluissamme me korostamme, että kaikki ihmisoikeudet ovat yhteydessä toisiinsa. Uskonnon ja vakaumuuden vapauden pitää kulkea yhdessä ilmaisun vapauden, kokoontumis- vapauden, järjestämisvapauden, mutta myös naisten oikeuksien ja HLBT-ihmisten oikeuksien kanssa. Tarvitaan myös hyvää yhteistyötä. EUn suuntaviivat uskonnollisen vapauksen vapaudesta annettiin vuonna 2013 ja, se on ollut, ja Tämä on ollut päätavoite toiminnassamme siitä lähtien. Meidän pitää samalla tavalla ymmärtää käytössämme olevat, ole, käytössämme olevat välineet ja haasteet. Näin voimme saavuttaa yhteisen visiomme ja me olemme tätä varten lisänneet koulutusta henkilökunnalla sekä Brysselissä että lähetystössä. Mietinnön suositusten mukaisesti me jatkamme edelleen aktiivisesti vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen, tutkijoiden, ei-uskontoa harjoittavien tahojen ja muiden kanssa. Kokonaiskuva ei ole edelleenkään ruusuinen mutta toivonkin merkejä on olemassa. Vuonna 2018 esimerkiksi olemme nähneet, että uskonnon ja vakaumuksen vapautta puolustavia aktivisteja on vapautettu vankilasta. Afrikassa on jatkettu sovintoa luovaa vuoropuhelua kun me torjumme uskonnon vakaumusten rikkomuksia, me tuemme myös näitä toivon merkkejä ympäri maailmaa. Kiitos. Kiitoksia. Äänestys toimitetaan huomenna. Näin keskustelun päätyttyä. Sitten esityslistalla eteenpäin. Rova Matiaksen ja herra Urttasunin mietintö. Sukupuolten tasa-arvo eu veropolitiikkaa Rova Matias, mitä mitä puhuitte saa puheenvuoron? senhora presidente senhora komissaari e haluaisin kiittää ernesto urtasunia ja koko tiimiä tästä tämän mietinnön toteuttamisesta. haluaisin kiittää myös eri ryhmien varjoesittelijöitä siitä että he ovat olleet valmiita ja avoimia neuvotteluille. Sukupuolten välinen epätasa-arvoisuus on todellisuutta EU:ssa. Meillä on erilaisia päätöslauselmia, joissa todetaan miesten ja naisten välinen epätasa-arvo ja vaaditaan taistelemaan niitä vastaan. Mutta jotta me voimme taistella sitä vastaan, me tarvitsemme sukupuolten välistä valtavirtaistamista. Ja yksi keino on nimenomaan veropolitiikka. Naiset ovat aliedustettuja työmarkkinoilla. Naisten työllisyystaso on 12 prosenttia alempi ja noin kolmasosa naisista työskentelee osa-aikaisesti. Palkkakuilu on 16 prosenttia, eläkekuilu 40 prosenttia meillä on vuosia ja vuosia kumulatiivisia kuiluja, jotka kasvavat. Naiset keskeyttävät myös useammin uransa. Hyvin usein naiset hoitavat esimerkiksi lapsia tai vammaisia omaisia. 75 prosenttia palkattomista hoitajista ovat naisia ja suorat ja epäsuorat veropolitiikat ovat epäsuotuisia naisille. Me olemme nähneet muutoksia Verro, siinä, miten verotetaan omaisuutta ja tuloja. Ja tämä on monissa jäsenvaltioissa ollut epäsuotuisampaa naisille. Ja nimenomaan ihmisiä, joilla on heikommat tulot, eli naiset. Joten tässä mietinnössä me suosittelemme hallituksille erilaisia poliitikkoja, poliitikkoja liittyen suoraan verotukseen ja individuaalisiin, oli sitten kysymys individuaalisesta verotuksesta tai yritysverosta ja epäsuorasta verotuksesta, varsinkin mitä tulee ALV-järjestelmiin, jotka ovat epäsuotuisempia naisille. Ja esimerkiksi naisten hygieniatuotteita verotetaan ihan kuin ne olisivat luksustuotteita, ylellisyystuotteita. Sen vuoksi meidän on liitettävä sukupuolikysymykset myös verotuspolitiikkaan. Varsinkin ottaen huomioon, miten nämä sorsivat naisia. Naisia täytyy kohdella yhtäläisellä tavalla ja muistakaa se, kun äänestätte. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti. Aluksi minä haluaisin viitata Paula Movicille, joka murhattiin eilisen iskun vuoksi. Knanskis kaupunginjohtaja, ja hän on vapauksia oikeuksia puolustanut uhatus Euroopassa. Ja totta kai hänen murhansa on eurooppalainen tragedia. Haluan osata hänelle kunnioitusta. Ja totta kai aina täytyy riidellä näistä oikeuksista ja vapauksista. Ja sitten minäkin haluaisin kiittää Marisa Matiasta mietinnön laatimisesta ja hänen tiimiään. Ensi kertaa meillä oli keskeinen kysymys, veropolitiikka, nimenomaan tasa-arvo keskiössä. Ehkä jos voitaisiin minuutin käyttää enemmänkin, jotta voitaisiin tätä järjestelmää puolustaa keräksemme voimavaroja, miten kannetaan veroa, miten käytetään varoja ilman minkäänlaista tasa-arvoulottuvuutta. Voidaan harjoittaa offensiivisempaa tasa-arvopolitiikkaa ja kunnianhimoisempaakin. Jos ajatellaan neljä vuotta, kun täällä on ollut, niin tasa-arvopolitiikka on ollut kovin varovaista. Mitään ei ole oikein päässyt eteen minnekään päin. Naiset johtokunnassa ehkä ja sitten mitä pitäisi äitiysloman osalta saada aikaan direktiivistä. Ja meillä on vaikeuksia myös Istanbulin yleissopimuksen hyväksymisen kanssa. Lainsäädäntökausi on ollut kovin varovainen tasa-arvokysymyksissä. Täytyy tajuta, että näinä aikoina on voimia nostamassa päättään raalla tavalla Euroopassa. Perusasiat kyseenalaistetaan, esimerkiksi se, että on olemassa mukaan perheväkivaltaa. Tällaisia liikehdintöjä on keräämässä ääniä. Ihan viime aikoina se on nähty Andalusiassa. Ja sitä paitsi, ja tuota, ajatellaan huomenna meidän Espanjassa kaduille osoittaakseen Andalusian naisille solidaarisuutta. Ja totta kai, kun ajatellaan näitä puolueita, jotka osallistuvat keskusteluihin, niin se on häpeäksi tasa-arvolle. Mutta siis perusasiatapaan kyseenalaistetaan. Ei voida enää edes aloittaa keskustelua tasa-arvosta ikään kuin ei sitä olisi ollenkaan. Me tarvitsemme tavoitetaso korkeammalle, huomioida naisen kohdistuva väkivalta muun muassa. Ja esimerkiksi sitten verotus, kuten tässä mietinnössä yhtä lailla. Niin, että meillä olisi julkista politiikkaa, jotka analysoivat, miten verojärjestelmät, olipa sitten välittömästä tai välistä verotusta kyse, liittyy tasa-arvokysymyksiin. Se on tärkeää. Ja jos ajatellaan nimenomaan verotusta, varsinkin välitöntä verotusta, niin monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa on nähty, että mahdollisuus yhteisveroilmoitus jättää, niin, niin se vaikuttaa myös markkinoille pääsyyn. Tämä on suora keskustelu, joka johtaa siihen, että naisilla on vaikea päästä työmarkkinoille. Jos ajatellaan sitten välillistä verotusta monissa maissa, Ranskassakin on jotain muutosta saatu aikaan. Kun ajatellaan näitä tuotteita, jotka ovat erityisen tärkeitä nimenomaan niin naisille, ja siellä on luksustuotteiden alvipantu. se on sietämätöntä. Ja muitakin asioita mietinnössä otetaan esille, esimerkiksi miehen ja naisten kulutustottumukset. Ja niitäkin täytyy analysoida selkeästi, kun naiset joutuvat maksamaan enemmän alvia kuin keskimäärin miehet. Eli ei mitään ohjausjaksosta vaikka on paljon muutakin verotuksen liittyvää tärkeää, mutta ei mitään enää voida tehdä sokeina tasa-arvokysymyksille. Ei myös verotuksessakaan. Siksi mietintö vetoaa sen puolesta, että tästä alkaen, varsinkin seuraavalla kaudella, käsittelemme tätä ilmiötä kunnianhimoisesti, että otetaan uudelleen korkea tavoitetaso tasa-arvokysymyksessä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Sitten keskustellaan puhujaluettelo. Rova eh, Hyvä puhemies. Ymmärrän aikomuksen tämän mietinnön, mietinnön takana ja ymmärrän tarpeen luoda sukupuolten tasa-arvoa ja vähentää palkkakuilua naisten ja miesten välillä, mutta hyvät kollegat, tämä ei ole oikea tapa saavuttaa nämä tavoitteet. Jotta voisimme ne saavuttaa, meidän ei pitäisi unohtaa toissijaisuuden periaatetta ja sanella, miltä verojärjestelmien pitäisi näyttää. Verojärjestelmät ovat toissijaisuusperiaatteen alaisuudessa ja jäsenvaltiot tulevat aina käyttämään erilaisia veroetuuksia perheiden kohdalla, sillä se on paras väline tukea perheitä ja jopa antaa etuja naisille. Mietintö menee aivan päinvastaiseen suuntaan. Tämä on valitettavaa. Pidän kollega Urtasunnista oikein paljon. Hän on myös naisen oikeuksien käsittelevän valiokunnan jäsen, mutta tämä mietintö ei nyt mene oikeaan suuntaan. Rova Ward. Um, president, it's deplorable. Puhemies, on valitettavaa, että meillä on verotusjärjestelmässämme vieläkin sukupuolten välistä eroa. Ja olen iloinen, että tässä tuodaan esiin tätä naisten ja tyttöjen köyhyyttä. On kauheata, että ihmiset eivät köyhyyden vuoksi esimerkiksi saa mm, terveystuotteita, joita he tarvitsevat. Blackpoolissa minun vaalipiirissäni on tuettu punainen laatikkoprojektia, jolla jaetaan ilmaisia kuukautissiteitä koulussa. Ja monet tytöt jäävät pois koulusta kuukautistensa vuoksi. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että ilmaisia tuotteita jaetaan ja monet olivat käyttäneet näiden saniteettituotteiden sijasta vessapaperia ei äh, ihmisen, ihmisarvo tule, tulla vaikutetuksi siitä, että ei ole varaa näitä ostaa. Ja sen vuoksi äh, näiden siteiden ja muiden tulisi olla halvempia. Ja sen lisäksi täytyisi olla äh, ilmaisesti niitä saatavia julkisissa paikoissa ja EUn otettava radikaalisempia askeleita niin, että nämä tuotteet olisivat ilmaisia koko EUssa. Kiitos Πρόεδρε, Verotuksella on vaikutuksensa kansalaisten tuloihin. Ja totta kai sillä on vaikutuksia myös naisiin. He ovat haavuttuvaisempia taloudessa ylipäätään. Siksi meidän pitäisi nyt luopua aggressiivisista verotuspolitiikoista, kun on paljon monikansaisia yrityksiä, jotka eivät ollenkaan maksa veroa siellä, missä voitto kerätään, vaan veroparatiisissa. Yliverotustakin meillä on, kuten Kreikassa. Troikka on asettanut meille hyvin korkeat verot. Edellyttävät, että me maksamme yli 30 prosenttia ylijäämästä heille 2025 jälkeenkin. Eli elintarvikkeet ovat näin kalliita alvi varsinkin saarilla, jotka ovat kaukana mantereesta. Se merkitsee syrjäytymistä sosiaalisesti, köyhyyttä, varsinkin naisten kohdalla. Rouva Zvaruska. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Jotkin Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät onnistuvat aina uudelleen äh, siinä, että laittavat esityslistalle tällaisia asioita, jotka eivät periaatteen perusteella kuulu sinne. Tämä mietintö on yksi asia, yksi esimerkki tästä. Minä torjun ja tuomitsen kaiken naisten syrjinnän suoraan tai epäsuorasti, mutta erillä, verojärjestelmät eivät kuitenkaan ole kohdistuneet naisia vastaan. Tässä sen sijaan puolustetaan perheitä, naisia ja miehiä, jotka ovat valinneet sen, että haluavat kasvattaa lapsia kun valitaan sitä, että va- äh, vaaditaan sitä, että äh, äänestystä käytettäisiin veroasioissa neuvostossa, minusta se on liioiteltua. Tässä äh, nyt ö, annetaan, annetaan välineitä vain niille, jotka syyttävät EUta kansallisen suvereniteetin rajoittamisesta. Herra Polchak. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsenet kollegat. Minä en halua vähätellä mietinnön aiheen merkitystä. Siellä on paljon myönteistä. Haluan vain korostaa, että laatu on nähtävä aina koko yhteiskunnassa, kaikissa yrityksissä, kaikissa maissa. Esimerkiksi naisille ei ole tarjolla aina kaikkia tuotteita. Täytyy tunnustaa, että Tsekin tasavalta on räikeästi jäljessä naisten palkamaksussa. Naiset ovat toki kumppaneina yhdenveroisia, mutta veropolitiikka onkin jotain muuta, varsinkin palkkauksessa naiset ovat alakynnessä. Siitäkin puhutaan mietinnössä. Minusta meidän pitäisi jäsenvaltioille myös antaa tietty rooli. Niillä on tärkeä rooli myös sosiaalisten verotusjärjestelmien luomisessa perustuen tasa-arvoon. En halua ruveta haastamaan mietinnön hyväksymistä, mutta on hyvä pitää nämäkin ajatukset mielessä. Tämä päättyy. Tämä keskustelu on Jurva, olkaa hyvä. Madam President, honorable members, I would like to thank... Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää siitä, että olette laittaneet verotuksen ja sukupuolten tasa-arvon asiaan Euroopan parlamentin Esityslistalle Kuten olette maininneet monta kertaa, verotus on keskeinen elementti julkispolitiikassa, sillä taataan vakaa talous reilussa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa verotus sisämarkkinoilla on ollut komission toiminnan ytimessä. Myös äh, sukupuolten tasa-arvo on yksi pääarvoista ja tavoitteista Euroopan unionissa. Nykyinen strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon tähtää siihen, että valtavirtaistetaan tasa-arvo kaiken politiikkaan mukaan lukien verotuspolitiikkaan ilman, että kyseenalaistetaan valtioiden suvereniteettia ja toissijaisuusperiaate. Teidän suosituksenne siitä, miten sukupuolinäkökulma voitaisiin ottaa huomioon veropolitiikassa, se osaltaan modernisoi verotuspolitiikkaa ja näin voimme puuttua yhteisiin haasteisiin, siihen, miten luomme talouden, jolla on sosiaalinen ulottuvuus. Mietinnössä on ja myös komission tiedonannossa yksityis- ja työelämän tasapainosta on painotettu näitä asioita. Tämä julkaistiin viime vuoden huhtikuussa. Myös vuotuisessa verotuspolitiikka katsauksessa me, me tarkastelemme verotus, verotuksen vaikutusta osallistavaan kasvuun ja työmarkkinoihin. Veropolitiikka on myös tärkeä osa eurooppalaista ohjausjaksoa ja maakohtaisissa raporteissa me keskustelemme tästä. Monet maat saavat maakohtaisia suosituksia, joissa vaaditaan eläkepalkkaa eläke- ja palkkatason tasa-arvoistamista sukupuolten välillä naiset ovat usein perheen toinen äh, elannon ansaitsija ja me, äh, me, me yritämme e-, edistää naisten kokoaikaista työllistymistä myös, myös verotuksella. Verotu, verotuksella on keskeinen rooli myös tasa, tasa, sukupuolten tasa-arvossa julkisten palveluiden suhteen verotuksen ja rahoituksen suhteen. Veropolitiikka ei voi perustua siihen, äh, siihen uskomukseen, että kotitaloudet aina jakavat varansa tasa-arvoisesti. Ja mitä myös ottaa huomioon, että kulutustottumukset ovat erilaisia. ALV, ALV ja valmisteverojen ei pitäisi kohdella naisia ja miehiä epätasa-arvoista. Naisten käyttämät hygieniatuotteet ovat tietysti tässä poikkeus. Niitä käyttävät pelkästään naiset ja ne ovat välttämättömyys. Siksi jäsenvaltiolla on mahdollisuus käyttää niihin poikkeussääntöjä, kuten myös elintarvike- ja tiettyihin palveluihin. Usein ongelmana ovat myös hoitopalveluiden puute ja perhevapaiden puutteet. Nämä vaikeuttavat yksityis- ja työelämän yhteensovittamista ja sitä, että hoitovastuu jaettaisiin paremmin miesten ja naisten välillä. Eli veropolitiikan lisäksi pitää tehdä vielä paljon tasa edistämiseksi. Tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka perustuu sekä lainsäädäntöön että muuhun kuin lainsäädäntöön. Ja tämä onkin komission lähestymistapa meidän paketissamme, jossa käsitellään yksityis- ja työelämän yhteensovittamista. Hyvät jäsenet, haluaisin lopuksi korostaa, että komissio toiminnassaan on sitoutunut edistämään naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta ja komissio myös haluaa myös sukupuolten välisen palkkakuilun sulkea. Se on edelleen korkea useissa jäsenvaltioissa ja haluamme lisäksi torjua sukupuolen perustavaa väkivaltaa. Verotus on yksi tärkeistä aloista, joilla voimme nämä tavoitteet saavuttaa. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan tästäkin huomenna. Van der Kampen mietintö. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä esitteli. Olkaapa hyvä. Mevrouw de voorzitter. Äh, hyvä puhemies, kiitoksia. Äh, mikäli en sitä vielä tehnyt, niin toivotan tässä kaikille hyvää uutta vuotta ja hyvää terveyttä tälle vaalivuodelle. Ensisijaisesti haluan kiittää varjoesittelijöitäni, mutta ennen kaikkea imkovaliokunnan esittelijöitä sekä oikeusasioiden valiokunnan esittelijöitä, jotka molemmat valiokunnat ovat laatineet hyvän lausunnon minun oma-aloitteeseen mietintöön ja palaankin näihin vielä. Haluaisin sanoa, että tämä aloitemietintö ei koske vain autoja, vaan myös muita äh, liikennevälineitä, metroa, junia ja äh, itse äh, ohjautuvat sisävesialukset. Nämä ovat asioita, joita varmasti pidämme hyvänä. Kysymys on myös eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja siitä, miten tämä vaikuttaa myös muille sektoreille, kuten olemme nähneet esimerkiksi avaruusteknologiassa. Niin eh, sen vuoksi nämä itseohjautuvat autot ovat niin tärkeitä. Tähän asiaan liittyy myös Eurooppa 2030 innovaatio-ohjelma. Samanaikaisesti täytyy huomioida kilpailutilanne USA, Kiinan, Etelä-Korean ja jopa Israelin kanssa. Nämä kaikki maat ovat kehittämässä mahdollisimman nopeasti autonomisia autoja. Hyvin tärkeä näkökulma tässä asiassa on liikenneturvallisuus. Minä tiedän, että kolleganne komission jäsen Bulch on hyvin huolissaan liikenneturvallisuudesta. Noin 90 prosenttia liikenneonnettomuuksista Euroopassa tapahtuvat inhimillisten erehdysten vuoksi. Kun puhutaan liikenneturvallisuudesta, niin silloin puhutaan saman tien luonnollisesti myös vastuukysymyksestä. Kuka on vastuussa itseohjautuvien autojen kohdalla? Ja siinä äh, oikeusasioiden valiokunta onkin ottanut esiin tärkeitä ja arvokkaita asioita. Toinen tärkeä asia tässä äh, on myös tämän itseohjautuvan auton psykologia. Eli äh, yksittäinen Euroopan kansalainen, onko hän valmis äh, antautumaan ja heittäytymään täysin tällaisen itseohjautuvaan autoon. Tämä tulee vaatimaan aika lailla äh, uudelleen asennoitumista kansalaisilta. Ja pyydän myös huomiota työntekijöille. Autoteollisuudessa on paljon työntekijöitä ja autoteollisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka ovat huolissaan työpaikoistaan, mikäli tulee nyt täysin itseohjautuvia autoja. Pyydän erityistä huomiota komissiossa lainsäädännölle ja säännöille, koska on erittäin tärkeää, että meillä on yksi yhtenäinen lainsäädäntö Euroopassa äh, itseohjautuville, oli se nyt sitten auto, juna vai laiva, niin että äh, me voimme ajaa rajojen, jäsenvaltioiden rajojen ylitse ilman ongelmia. Äh, esimerkiksi äh, ajattelen Amsterdamin äh, julistusta. Ja sitten vielä tästä datasta, tietojen suojelusta, tästä on puhuttu hyvin paljon. Me puhumme yhtäältä henkilökohtaisen tiedon suojelusta, tie, autovalmistajan tietoturvasta ja sitten jälkimarkkinoista. Ja toivomme, että komissio saisi aikaan tähän tasapainon. Ihan lopuksi vielä, puhemies, kehottaisinkin, että uusi komissio ohjelmassa 2019-2024 ottaisi ohjelmansa vakavasti tämän itseohjautuvan auton kehittämisen Euroopan unionissa. Kiitos. Sitten keskustelun puhujaluettelo herra Poltsak. Kiitos puhemies puheenvuorosta komission jäsen. Totta kai pari merkille, että automaattisella liikkuvuudella on omat mahdollisuutensa tulevaisuudessa, koska siitä on tulossa markkinoilla mahdollisuuksia myös PK-yrityksille, eli sen pitäisi olla ajatustemme keskiössä ylipäätään teollisuuden etu. Meidän pitäisi myös toivota tervetulleeksi mahdollisuus saada uusia palveluita, uusia työpaikkoja mahdollisesti. Työpaikka myös menetetään tämän suuntauksen vuoksi. On monia asioita, joihin pitää paneutua. Turvallisuus, vakuutukset näissä tapauksissa tai sitten hyvin kovilla olevat perusrakenteet. Kaikki tämä ratkaistava on, mutta ei se välttämättä onnistu pelkästään itseohjautujen autojen avulla, esimerkiksi liikente- kaupunkiliikenteessä. Ja kuten esittelen totesin, tässä on paljon vielä työsarkaa. Kiitos arvoisa puhemies. Autonominen liikkuvuus on tärkeä kehitys eurooppalaisessa liikenteessä ja tulevina vuosina se varmasti tulee olemaan keskeisessä asemassa. EU on Kiinan, Japanin ja USAn kanssa kilpailussa nämä maat haluavat siirtyä nopealla tahdella autonomiseen liikkuvuuteen. Toisaalta pitää myös ottaa huomioon sosiaaliset menetykset ja työpaikkojen menetykset. Tämä pitää muistaa ja antaa tukea heille, jotka teknologian kehityksen takia menettävät työpaikkaansa. Lisäksi turvallisuus on tärkeä kysymys. Se pitää myös ottaa vakavasti huomioon. Eli kyllä tätä teknologiaa pitää kehittää, kyllä pitää edistyä, mutta tämä pitää tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Edustaja Pitiheios. Kiitos Tämä uskomaton kehitys antaa meille mahdollisuuksia käyttää ja tuoda, tuoda käyttöön menneisyyden vision, on nimittäin liikkuvuuden automatisoinnin. Tämä tarjoaa paljon etuja. Ja todennäköisesti kaikesta tulee, esimerkiksi ajamista tulee halvempaa ja turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää. tämä on positiivinen asia jokapäiväiselle elämälle. Mutta tässä on myös haittoja ja riskejä, ongelmia. Esimerkiksi kyberturvallisuus, henkilö, tietojen turvallisuus, henkilösuoja ja, ja se, miten tässä voidaan kontrolloida ihmisten elämää. Ja tässä on myös oikeudellisia kysymyksiä, mitä tapahtuu, ja sen lisäksi myös mitä tapahtuu työpaikoille. Joten Euroopan unionin... Kiitos. Monsieur de Mesmaker. Herra Mesmaker. Autonomo, autonomo autonomiset äh, autot äh, tulevat äh, ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan merkittävästi siihen, millä tavalla me siirrymme paikasta toiseen ja miten kuljetamme rahtia. Esittelijä on ottanut ihan oikeutetusti esiin myös muita keinoja kuin autot, kuten esimerkiksi sisävesiliikenteen ja miehettömät lenniköt. Ja tämä tulee antamaan uusia mahdollisuuksia myös intermodaaliseen liikenteeseen. Sen lisäksi tästä tulee hyvin paljon tällaista tietotulvaa, kun käytetään autonomia autoja. Ja tällaiset sovellusten laajuudet, joita syntyy siitä, että autot voivat kommunikoida, on vielä tuntematonta. Ja huoli yksityisyyden kunnioittamisesta on toki tärkeää, mutta jos me haluamme, että kaikki voivat optimaalisesti hyötyä digitalisoinnista, silloin tarvitaan myös osittaista pääsyä ajoneuvon sisäisiin tietoihin reaaliajassa niin, että muut sovellutukset voivat käyttää tätä tietoa. Mutta näin voi syntyä myös uusia innovaatioita. Siihen päättyy tämä keskustelu Rova Jurovaa. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet. Liikenneala muuttuu ja vauhdilla. Meidän täytyy mukautua siihen ja tehdä eurooppalaisesta liikkuvuudesta kestävämpää, turvallisempaa ja laajempaa. Tässä tarvitaan toimintaa, jos me haluamme saada teollisuuden kilpailukykyiseksi ja turvapaikat turvallisimmiksi. Nämä tosiaan se näkyvät hyvin mietinnössä, herra Fanterkampin valmistamana. Se tukee lisätoimintaa myös eu tasolla. Sanonpa muutaman sanan siitä, miten saadaan aikaan kestävyyttä. Liikenne on tärkeä lähde kasvihuonekaasupäästöille ja ilman pilantumiselle. Sitoutumisemme ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siis hiilestä luopumista myös liikkuvuudessa. Tämä automaattinen liikkuvuus on yksi osa ratkaisua, koska voidaan taata sujuva liikkuvuus. Kiitos tuestanne tälle tavoitteelle. Sitten tieturvallisuudesta. Ei niin kauaa sitten tiekuolemat nollatasolla 2050 vaikuttaisi mahdottomalta mutta kun meillä on yhteistyöjärjestelmiä älykästä liikkuvuutta, me olemme päässeet tärkeä pylvääseen liikkuvuuspaketti kolmosella. Plus, että meillä on nyt uusi järjestelmä tietoturvallisuuden takamiseksi. Esitimme strategiaa, jota EU olisi johtoasemassa maailmalla automatisoidussa liikkuvuudessa. Strategia perustuu kolmeen pilariin. Oikeudelliset puitteet, sisämarkkinoiden luomiseksi ja automaattiselle liikkuvuudelle toiseksi rahoitustuki monialaiselle lähestymistavalle ja EUn kattavalle käyttöönotolle. Ja sitten seikkaperäinen selvitys, sosioekonomiset eettiset näkökohdat huomioiden. Ajoneuvosta tulee yhä puhtaampia kytköksissä olevia ja automatisoituja myös kuljettamattomia nollapäästöisiä. Se vaatii kyllä liikkuvuudessa myös toimia, koska keskuvuus kasvaa ja asennoituminen muuttuu. Haluaa, haluta liikkua saumattomasti liikennemuodosta toiseen ja saada tietoa, Ajo neuvosto tulee keskeinen osa multimodaalista liikkuvuutta alkaen ensimmäisestä viimeisen kilometriin antaa tukea vanhuksille, vammaisille ja muille ryhmille. Ennen kuin sinne päästään, täytyy kolminkertaistaa voimavaroja, kuten tekin totesitte, turvallisuuteen, tietosuojaan, tiedon saatavuuteen ja sitten eettiset näkökohdat pitää mielessä myös. Ja miten automaattiset ajoneuvot voidaan huomioida nykyisessä järjestelmässä ja myös osaamisagendan puitteissa. Siksi haluaisin ottaa sille kolme elementtiä niistä eri toimista, joita me olemme määritelleet. Luodaan yhteinen alusta yhteistyötä tekevälle automatisoidulle liikkuvuudelle, jossa kaikki sidosryhmät voivat tulla mukaan tähän yhteiseen agendaan. Toiseksi luoda yhteinen yritys yhdistyneelle Automaattisuuden liikkuvuudelle, mukaan lukien julkinen ja yksityinen puoli, että otetaan käyttöön innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja. Huomannutkin olen, ja kiitos tuestanne myös tälle. Kolmanneksi esittämme sääntöjen tarkistamista liikkuen tieturvallisuuteen niin, että saadaan eurooppalaiset puitteet hyväksyämme automaattiset ja yhteydessä olevat ajoneuvot. Haluaisin vielä kiittää tukestanne. Vetoan kyllä sen puolesta, että voidaan saada keskustelu loppuun oikeustekstistä ennen kuin kausi loppuu. Aika ei saa hukata. Ja kuten olette nähneet, liikkuvuuden tulevaisuus ja loppukäyttäjän asema siinä ovat meidän ajattelumme keskiössä. On muistettava, että liikkuvuus on vapaa liikkuvuuden, tavaroinkin liikkuvuuden peruskivi, eli se takaa Euroopan unionin sujuvan toiminnan. Merci, le débat. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten menemme seuraavaksi yhden minuutin puheenvuoroihin 163 artiklan mukaan työjärjestyksessä. Herra Winkler ensimmäisenä. Monsieur Winkler. Köszönöm szépen, Kiitos puhemies. Romanian EU-hun liittymisen jälkeen nyt ensimmäistä kertaa Romania äh, on, Romanialla on puheenjohtajakausi mutta Romania puheenjohtajakauden menestys riippuu myös siitä, voiko Romania liittyä Schengenin alueeseen. Herra Juncker sanoi Bukarestissa, että tämä olisi tärkeä askel. Herra Tajani sanoi, että jäsenvaltiot, jotka vastustavat Romanian liittymästä, niiden pitäisi muuttaa mieltänsä. Yli 18 vuotta Romanian Schengenin alueeseen liittymistä on estetty. Toivomme, että seuraavien kuuden kuukauden aikana tässä onnistutaan. Se olisi tärkeää meidän mallemme, meidän kansalaisillemme. Ja näin voisimme lopettaa sen, että romanin kansalaisia kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Rova Rodríguez Piñero Fernández. perdón. No niin, nyt kiitos. Puhemies, kiitos. Minä puhun ottaakseni esille yhden alueen ongelman, Valenssian sitrushedelmien tuottajat, mikä merkitys sillä on meille Euroopalle, koska Valencia on kaikkein suurimpia vieviä alueita, jopa kaksi miljardia euroa liikevaihtoa. Ja siellä kaiken kaikkiaan 25 000 työntekijää. Nyt on tämän kauden ensimmäiset kuukaudet nähneet, että on menetetty 130 miljoonaa euroa monista syistä, varsinkin alhaisten hintojen tuottajalle. Ala tarvitsee ratkaisuja. Siksi minä vetoan Euroopan unionin toimielimiin, että tehdään arviointivaikutuksista sitkuselmien tuottajille ja Egyptistä, Etelä-Turkistakin tuodaan. Yhdenmukaistetaan myös tullivalvontaa jotta voidaan välttää ikävältä käytännöltä ja mitä no, pikimmiten uutta lainsäädäntöä luotaisiin, kun on kyse suurista välittäjistä ja jakelijoista. Me tarvitsemme ratkaisuja, koska me tarvitsemme maanviljelyä. Merci. Kiitos. Herra Zambalski. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, миналата седмица Транспортната комисия на Европейския парламент отхвърли две от трите предложения, свързани с така наречен пакет Макрон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 конференцията на председателите да изтегли този пакет и да не го гласува сега. Благодаря. Madam President. Hyvä puhemies. Näinä päivinä voidaan pitää ajankohtaisena kysymystä, missä, mistä kysymyksestä tulee olemaan kyse Euroopan vaaleissa? Valitettavasti kyse on myös pelosta ja euroskeptisestä puolueesta. Tässä on kyse myös eh, EUn lisäarvosta. Me puhumme Espanjan pääministeri Sanchezin kanssa vain muutama päivä sitä ennen kuin katalonialaisia poliittisia vankeja vastaan aloitetaan oikeudenkäynti. Rangaistuksesta tulee varmasti rankkoja ja me vaikenemme. Me puhumme myös Länsi-Saharasta ja myös tässäkin asiassa näemme, että ihmisoikeuksia rikotaan. Onko meillä sitten varasuunnitelmia Makedonian kriisin kohdalla. Me olemme luvanneet makedonialaiselle eurooppalaisen, eurooppalaisen tulevaisuuden. Tässä on kyse EUn uskottavuudesta eikä populistisella tavalla. Herra Buchner. Dank, Frau Präsidentin. Kiitos, puhemies. Vuosi sitten EUn parlamentin täysiistunto 92 prosentin enemmistöllä hyväksyi tämän duaalikäytön, kaksenskäytön. koska Kysymys on eurooppalaista tekniikasta, jota monissa maailman osissa käytetään esimerkiksi hallituksen vastustajia ja toimittajia vastaan. Muistutan teitä Khashogista ja Iranissa ja Arabian keväästä. Tämä tällainen Kaksinaiskäyttöasetus on asia, jossa neuvosto vielä tekee päätöksensä. Mutta jo vuoden neuvosto on ollut hiljaa. Ensimmäisenä Ruotsi ja Suomi, Nokia ja Ericssonin takia ja nyt Ranska. On käsittämätöntä, että Ranska vaikenee, kun se näkee, että voitaisiin lakkauttaa ihmisoikeusrikkomukset, joita on tehty esimerkiksi ranskalaisen teknologian avulla. Toivon mukaan Romania puheenjohtajamaana tekee asialle jotain. Olen todellakin pettynyt Ranskan hallitukseen. Monsieur, veuillez conclure, s'il vous plaît. Voisitteko lopetella? Monsieur McCarthy. Herra McCarthy. Thank you. Kiitos. Viime kuukautena me hyväksymme 13 miljardia euroa puolustusteollisuuden kattaen koko elinkaari kuortavissa aseissa tutkimuksesta käyttöön. Fene Gaelin puolue tätä tuki ja siinä tuetaan Jemenissä, Syyriassa ja muuallakin valvontatekniikkaa muun muassa koskien kaikki raakalaisimpia hallintoja. Tässä oikeastaan neutraalitoveri vielä entisestään – koska eri hallitukset niin ovat jatkuvasti tehneet. Iranin neutraalisuus on paljon arvokkaampi kuin kuviteltukaan, ja sillä voi olla rakentavia myötyinen merkitys kansallisasioissa niin, että puolustusvoimat ovat todellisia rauhan vaalioita YK on tehtävissä, ja voimme jotenkin selvittää myös konfliktien ratkaisussa, kun meillä on oma taustamme. olla osa aggressiivista militarismipolitiikkaa tekee meidät turvattomammiksi maailmassa ja kaikki on nyt kytköksissä toisiinsa. Jos olemme haluaa olla osa sitä, nyt on hyvä puolustaa Euroopan neutraaliutta. Monsieur Sosniers. Herra Sosniers. Monsieur Sosniers. Hmm? Proszę Państwa, to co dzieje się obecnie Kiitos puhemies. Se, mitä tällä hetkellä Ranskassa tapahtuu, on lopun alkua tälle Euroopalle. EUta toteutetaan utooppisena visiona, tai sitä ainakin yritetään. Tämä on todellakin merkki siitä, että ollaan kaikottu todellisuudesta. Sitten törmätään todellisuuteen. Ilmastopolitiikalla tämä kaikki alkoi, eli kyse oli polttoaineveron korotuksesta, aina luvataan kaikkea mahdollista, luvataan että ei puututa markkinoihin, mutta näitä lupauksia ei pidetä. Mutta ihmiset uskovat valtion kaikkivoipaisuuteen ja odottavat näitä lupauksia, eivätkä he voi nyt uskoa tämän kaiken loppua. Ja sitten, mutta sitten kuitenkin tämä keskustelu räjähtää käsiin ja myös kuoleman rangaistuksen lopettaminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Herra Presidente, caros colegas, o ano 2019 e começou com um clima de tensão agravada entre... 2019 alkoi eh, Kiinan ja Taivanin eh, välisellä eh, sotilaallisen tilanteen kiristymisellä. Presidentti Xi Jinping uusi uhkauksensa voimankäytöstä Taivania vastaan jakolinjat eh, muuttuvat vaarallisemmiksi koko ajan. Samanaikaisesti mm, jännitteitä on myös eh, kaupan alalla. EUlla ei ole virallisia diplomaattisia yhteyksiä Taivaniin, mutta Taivanin kanssa minä jaan demokraattiset arvoni ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme Taivania rauhanomaisin keinoin. Monsieur Ferrandino. Herra Ferrandino. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Maapallostuminen ja uuden tekniikan käyttö avainaloilla viestinnässä ja liikenteessä verrattuna menneisyyteen on muuttuisi helpommaksi maissa ja maiden kesken. Kuitenkin on selvä jälkeenjääneisyyttä Kalabria yhtenä esimerkkinä. tämä koskee joustavuutta infrarakenteissa ja reiteissä. Se on liian kaukana nyt Roomastakin, kun Ryanair on luopunut lennoista. Ja nyt se maksaa yli 600 euroa suuntaan. Se on aika mahdotonta junaakaan käyttää, kun pitää mennä Salernoon ja siellä on liian korkeat kustannukset. Ja jos ajatellaan nopeaa junaa, se on 80 euroa toisessa luokassa ja se loukkaa tiettyjä alueita verrattuna muihin. Rooma, Milano on 44 euroa vain. Mahdollinen, että Kalabria leikataan näistä mahdollisuuksista, niinkö on? Monsieur Skripek. Herra Skripek. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. USAn joukkojen vetäytyminen Syyriasta vaikuttaa maan uskonnollisten vähemmistöjen asemaan Turkin poliitikot uhkaavat naapurimaata. Joka päivä me olemme etelärajalla nähneet Turkin valta, valtaamistoimia ja 100 000 kristittyä on siellä turkkilaisten jihadilaisten armoilla, jos USAn joukot vetäytyvät. Me vaadimme USAn hallintoa hil, äh, äh, hidastamaan joukkojen vetämistä, kunnes kristittyjen ja muiden turvallisuus on turvattu. Olen Syyrian ystävät ryhmän jäsen ja vetoan EUn sen puolesta, että äh, että suojeltaisiin uskonnollisia vähestömiä Syyriassa ja lisäksi pitää, pitää luoda äh, koillis-Syyriaan lentokieltoalue, jotta voidaan suojella siellä ihmisiä turkkilaista aggressiota vastaan. Monsieur Selimovic. Herra Selimovic. Thank you, Madam President. Yes. Kiitos puhemies. Kolme pitkää vuotta on kulunut ja Bosnia-Herzegovina ei ole onnistunut hyväksymään sääntöjä yhteistyölle meidän parlamenttimme kanssa. Kolme pitkää vuotta. Kolme vuotta me olemme kuulleet kaiken näköisiä tarinoita siitä, kuinka meidän olisi pitänyt toimia. Ongelma on se, että tämä maa ei toimi niillä säännöillä, mitä niillä on. Me emme halua hyväksyä niitä, koska silloin mekään emme toimi. Jos maa haluaa liittyä Euroopan unioniin, sen täytyy noudattaa meidän sääntöjämme ja hyväksyä ne. Kolme vuotta on tähän nyt hukattu ja yhtäkään kokousta ei ole järjestetty ja toivon, että uudet poliittiset äh, johtohahmet johtavat siihen, että maa keksii ratkaisun ja että siellä päästään käynnistämään todellinen työ, koska on huomattavasti tärkeämpiä ja vaikeampia asioita, äh, jotka odottavat meitä matkalla kohti EUta. Herra Soli. Gracias, presidenta Kiitos. Espanjan hallitus on evännyt mm, mahdollisuuden pelastaa ihmisiä Välimerellä, ei Barcelonasta käsin mukaan siitä syystä, että Malta ja Italia ja Libya eivät tarjoa turvallisia satamia, kun, kun siellä ei turvallisuutta ole tarjolla kuitenkaan, ja siksi ne maat, jotka ovat noudata kansainvälistä oikeutta, eivät voi näitä pelastuksia tehdä, aika omitusta järkelyä. Totta kai pitäisi olla sen verran mahdollisuuksia, että voidaan ottaa enemmän ihmisiä aluksiin. Ei tässä nyt ole kyse pelkästään jostain ylellisyysristeilijästä ei olla noudattaa samaa kansainvälistä oikeutta. YK on mukaan viime vuonna Välimerellä kuoli 2200 ihmistä. Uskotteko te, että kun on tällainen draama käsissämme, niin voitaisiin mukaan estää alusten tuleminen satamiin, kun halutaan vain kärsimystä vähentää inhimillisesti. Joka satamaika suljetaan, ja jos pelastusalus hävitetään tai joku hukkuu, niin siinä hukkuvat myös eurooppalaiset arvomme. Monsieur le Jarik. Herra Jarik. Tämän vuoden alussa irlantilainen taho paljasti, että Google on siirtänyt 20 miljardia euroa voittoja. Tämä on täysin tuomittavaa hetkenä, jolloin EU-kansalaiset kärsivät siitä, että julkishallinnosta säästään rahoja miljardeja euroja katoa, jolla voitaisiin rahoittaa kouluja ja sairaaloita. Sen sijaan nämä varat menevät prosentille ihmisiä, jotka ovat kaikista rikkaimpia. Me tarvitsemme kunnianhimoista sosiaalipolitiikkaa, varoja on olemassa, mutta ne menevät tähän finanssimaailman mustaan aukkoon. OECDn kansainvälinen mitä kuitenkin on kieltänyt tällaisen toimen ja, ja yhtiöiden pitäisi maksaa oikeudenmukainen osuutensa veroista. Rova Šojdrova. Dámy a pánové. Kiitos. Puhemies, zapálenin zemřel. Proč? Ja kolme päivää myöhemmin hän kuoli vammoihinsa. Hän poltti itsensä protestoidakseen val- miehitystä 68 Sekoslovakiassa herättäen ihmiset apatiasta ja muistuttaen Prahan keväästä 68. Hän halusi osoittamiselle, että on mahdollista vastustaa. Hän halusi lisätä tietoisuutta näistä asioista. Hänen muistoaan kunnetettiin myöhemmin 1989, kun moni nousi poliisin sortua vastaan. Hän kuoli, mutta hänen kuolemansa ei mennyt hukkaan, koska me elämme nyt vapaudessa. Madame Meyer. Rova Meyer. Kiitos puhemies salin tuolla puolella ihmiset sanoivat, että Brexitistä tulisi helppoa, helppoja kauppasopimuksia, helppoa ongelmatonta rajan ylitystä, helppoa rahaa kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Siitä se osoittautui täydeksi pupuksi, sillä nyt me näemme, että hallitus on tuonut meille, äh, tuonut meille äh, tilanteiden, jossa esimerkiksi annetaan lauttaliikennesopimuksen firmalle, jolla ei ole lauttoja. Sopimus tarkoittaa, että me, meidän pitää noudattaa sääntöjä, e, mutta emme voi päättää niistä, joudun maksamaan miljardeja erosopimuksesta. Tämä on huonoksi pakettiautovalmistajille Lutonille, Lutonissa, huonoksi matkustajille Stanstedillä, huonoksi tutkijoille Cambridgeissa. Me olemme neuvotelleet ja vaihtaneet todellisen vaikutusvallan mukaan kansalliseen sovereigniteettiin, mutta sanot, sanon, että ei minun nimessäni. Siksi haluaisin sanoa kaikille parlamentin jäsenille, että äänestäkää alas tämä sopimus. Jatketaan artiklaa 50, artikla 50 ja päätetään tämä kansallinen alennustila. Herra Maria. Η Μέρκελ με την επίσκεψή της στην Αθήνα Merkel tuli Ateenaan ja hänen vierailunsa oli loukkaus Kreikan kansalle, koska hän ei maksa Saksan velkoja ja hän haluaa myös meidän toimeenpanevan tämän halveksittavan sopimuksen, joka tulee Skopjesta. Ja tämä tässä on unohdettu historia. Kreikan ihmiset ovat sitä mieltä, että Tsiprasin hallitus eh, on yrittänyt koota koalition hallitukseen, jotta hän on, voisi pakottaa tämän sopimuksen lävitse parlamentissa, koska hän ei ole tarpeeksi rohkea järjestääkseen kansanäänestystä. Eli tämä on kaltaistensa par- hallitus eh, ja vain 151 ääntä oli puolesta parlamentissa. Vaikka niitä tarvittaisiin 180, jos me antaisimme skopialaisille vapaat kädet ja sen sijaan, että kuunnellaan Kreikan kansaa, niin ne ohitetaan. Me lähdemme kaduille 20. tammikuuta ja rauhanomaisesti me toimimme. Rova Vieula, paikalla eli seuraavaksi Rova González Peñas. Kiitos puhemies. Usein toistetaan samaa tarinaa koko Euroopassa. Moni kansallinen alueelle suurine etuideen, kun se tarjotaan, ja sitten kun ne luopuvat, sulkee tuotannon menee muualle, kun siellä on pienemmät kustannukset ympäristön ja palkkauksen osalta. Alkoa esimerkki tästä sun Amerikasta, ja se sulkee nyt tilansa Espanjassa viedäkseen aluvin tuotannon Saudi-Arabiaan sulkevat, eivät halua myydä, koska eivät halua sitä kilpailua tietenkään uuden tehtaan myötä. 700 työpaikkaa suoraan menee. Ja siihen sitten näiden kuntien ja alueiden tulevaisuus. Ja siksi yritysneuvostoissa halutaan vaatia, ja meidän ryhmämme vaatii Espanjan hallitukselta, että käyttää perustuslain tarjoamia mahdollisuuksia estääkseen tehtäiden sulkemisen Koruniassa ja Vilessä puuttumalla julkisesti valtion puolesta osin tai kokonaan lopullisesti tai osin sen takaakseen, että työpaikat säilyvät tehtaissa. Ja vältytään tältä draamalta. Herra Tökös. elnök asszony annak ellenére hogy juncker elnök úr komoly. Puheenjohtaja Juncker epäili kovasti, kykeneekö Romania hoitamaan EUn puheenjohtajakautta, ja myös EU e tuomitsi meidän maamme täysistuntokeskuksessa ja päätöslauselmassaan liittyen oikeusvaltion periaatteiden rikkomiseen. No, Kuitenkin 4. tammikuuta Bukarestissa äh, EU-johtajat äh, puhuivat äh, Romanian tulevasta menestyksestä puheenjohtajamaana kauniin sanoin. Ja EU-johtajat ovat, mitä se sitten ovat sanoneetkaan, niin kuitenkin he ovat legitimisoineet postkommunistisen kauden ja, ja, ja korruptoituneen hallituksen ja vähemmistöjen polkemisen. Haluaisin mainita myös Alva Julian päätöslauselman vuodelta 2017, jossa sanotaan, että me olemme että meidän vähemmistöämme kohtaan rikotaan. Puhujamikrofoni mikrofoni suljettiin. madame... Selvä. Herra Joana. Rova Joana. Doamnă comisar, am luat act cu îngrijorare. Hyvä komission jäsen. Olemme nähneet, että Itävallan parlamentti on tehnyt päätöksen, joka syrjii tuhansia romanilaisia perheitä ja heidän lapsiaan. Kyse tässä on tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteesta EU-ssa. Hyvä komission jäsen, Tämä päätös vaikuttaa 30 000 lapsen Itävalta rikkoo EUn perusoikeuskirjan artiklaa 1. Itävalta jakaa EU-kansalaisten lapset eri luokkiin. Muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka tekevät EUn alueella töitä, he maksavat samat verot kuin itävaltaiset kansalaiset, joten miksi heidän pitäisi saada eri määrä etuuksia, yhteensä miljoona euroa vähemmän. Tämä ei vastaa työmarkkinalainsäädäntöä ja rikkoo EU-kansalaisten oikeuksia. Hyvät kollegat, haluaisin, että puututte nopeasti asiaan ja rankaisette EU-lainsäädännön rikkomisesta. Arvoisa López Kiitos puhemies. Jälleen kerran olemme törmänneet yrityksiin, jotka saavat ties mitä apuja ja tukiaisia, jos sulkevat tuotantolaitoksensa. Ainoa vastaus on, että on vaikeuksia. Alkoa yhtenä esimerkki oli 700 työntekijää. Vodafone 1200 työpaikkaa häviämässä. Endesa ja se, että sulkee Andorassa tilan kahden vuoden päästä, kun muutenkin väki on vähentynyt alueelta. Ja todellakin hallit, ei Espanjassa ole hyväksynyt ratkaisuja niin, että mietitään tuotantomallia, jossa teollisuus PKT kasvaisi ja näin talousarvio kasvaisi, kun olisi julkisia yrityksiä strategisilla aloilla taloudessa. Ja sitten olisi erilaisia poikkeuksia, joita on ajettu myös Euroopan unionin elimissä. Työntekijät ovat aina kärsineet virheellisestä politiikasta. Tämä ei ole oikea tie. Me tarvitsemme taloudellisuuden toimenpiteitä, jotka panevat työntekijät keskiään. Kiitos. Monsieur Chocor. Herra Chocor. az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió tanácsot. Romania on Euroopan Eurooppa-neuvoston eh, puheenjohtaja ja ikävä kyllä 12 vuotta vielä EUn liittymisemme jäsentytemme jälkeen jotkut jäsenvaltiot estävät eh, Romanian ja Bulgarian pääsyn Schengenin alueelle. Tämä on häpeä. Komissio sanoi jo vuonna 2011, että nämä kaksi maata ovat valmiita liittymään Schengen-alueelle. Ne ovat tehneet tarvittavat äh, askeleet vahvistaakseen rajavalvontaa ja ulkorajojen valvontaa. Se, että Schengen-alueen laajentumista estetään ilman oikeutusta, tällä tavalla tietyt jäsenvaltiot antavat hyvin äh, vakavan merkin, signaalin näille ihmisille, jotka tuolla alueella asutaan. Eli että me olemme, meitä pidetään toisen luokan kansalaisina, emmekä me saa mitään oikeudenmukaista selitystä tilanteeseen. On hyvin tärkeää, että ne valtiot, jotka estävät näiden kahden maan päätöstä, oikeuttaa päätöksensä. doamnă președinte. Kiitos, puhemies. Kun Itävalta on nyt hiljattain hyväksynyt säädöksen, joka liittyy lapsilliseen myöntämiseen henkilöille, jotka eivät asu Itävallassa. Meillä on romanen kansa, jotka kyllä tekevät työtä sieltä ja lapsetkin ovat siellä, kärsivät tästä syrjinnästä. He maksavat siellä ihan samat verran kuin itävaltalaiset itsekin. Ja kuitenkin lapsi lisä on pienempi Romaniassa. Se johtaa syrjintään, jota emme voi hyväksyä Romaniassa. Eikä se koske pelkästään Romaniaa, vaan myös muita kansalaisia, jotka työskentelevät Itävallassa. Tässä loukataan perustavanlaatuisia sosiaalisia periaatteita. Yhtäläiset lisät samoista veroista Itävalta niin epää tämän oikeuden kuitenkin, ja siksi tämä uhkaa kansalaisten luottamusta ja kohesiota. Minä vetoan komissioon, että se ryhtyisi mitä pikimmiten toimiin, jotta romanian kansalaiset, kun tekevät työtä Itävallassa, eivät joudu syrjinnän kohteeksi. Monsieur Wolf. Robert Ward. Madam President, recent weeks Hyvä puhemies, viime viikolla on nähty, että parlamentin jäseniä yhdistyneessä kuningaskunnassa on peloteltu. Metropolis Police on nyt äh, pidättänyt henkilön, joka on ahdistellut äh, parlamentin jäsentä, joka vastustaa Brexitia näillä äh, ahdistelijoilla vaikuttaa olevan olevaan yhteyksiä äärioikeistolaisen järjestölle, joka ja, ta, ja herra Lennon tämä roisto, kuten äh, UKIP in, entinen johtaja Nigel Farage sanoi, nyt Gerard Batten taas, joka on myös UKIPin entinen johtaja, on uh, tehnyt yhteistyötä herra Lennonin kanssa. Ja kuten muistamme, Joe Cox murhattiin muutama vuosi sitten uh, omassa vaalipiirissään. Tänään olen, olen Äh, viidelle poliisijohtajalle äh, kirjoittanut ja vaatinut, että demokratia ja yhdysvaltioperiaatteita suojellaan ja kansan edustajia myös suojellaan. Kiitos. Ja lopuksi Rova Ward. Going on hunger strike is it... Nälkälakkoon meneminen on päätös, jota ei helpolla tehdä. Kuitenkin tämän epätoivoisen äh, keinojen käyttö on lisääntynyt prosentina. Minä tulin jolle Diabetesissä, jossa Leila Guven kansanedustaja on kriittisessä tilanteessa. Hän on 67 päivää nälkälakassa protestina epäinhimilliselle rangaistukselle olla eristyksissä Äh, äh, joka on siis määrätty Turkin äh, viranomaisen taholta Akalan Öcalanille. Hän on itse ollut yli vuoden vankilassa sen vuoksi, että hän kritisoi näitä Turkin hallituksen päätöksiä. Niin mekin teemme. Minä voin puhua vapaasti, ja me, mutta Leila ja sadat muut eivät voi. Ja samanaikaisesti Nasan Radcliffe, joka on väärin perustein pidätetty avustustyöntekijä. He ovat käynnistämässä nälkälakkonsa. Epätoivoiset ajat vaativat epätoivoisia tekoja, mutta kuuleeko maailma? Minä olen vedonnut medioihin, että he valottaisivat näitä tapauksia. Merci, nous avons conclu. Kiitos, näin päätimme tämän osan illasta. Seuraavaksi tapaamme huomenna 15. päivä kello 15.9. pieni tauko siinä ja sitten pöytäkirjat on julkaistu meidän verkkosivullamme. Päätämme kokouksen.